Buongiorno. Huomenta kaikille. Istunto alkaa. Portugalin viranomaiset ovat pyytäneet, että poistettaisiin Jose Manuel Fernandesin parlamentaarinen koskemattomuus. Hän on mukana rikosoikeudellisessa menettelyssä, joka on käynnistetty Porton kaupungissa. Työjärjestyksen mukaisesti tämä pyyntö toimitetaan oikeudellisten asioiden valiokuntaan, joka vastaa näistä asioista. Seuraavaksi esityslistalla on yhteiskeskustelua sukupuolten tasapainoisesta edustuksesta. Suullinen kysymys neuvostolle. Naisten johtokuntapaikat. Ja Yksi kysymyksen esittäjistä saa nyt puheenvuoron. Eli edustaja García Pérez, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, Kiitoksia, puhemies. Edustuksen vajavuus naisten osalta monissa elämän osialueissa, sosiaalisessa elämässä, taloudessa, politiikassa, se on oire epäoikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Meidän pitää edetä tasa-arvopolitiikassa miesten ja naisten välillä. Vuonna 2013 Euroopan parlamentti otti kantaa komission ehdotukseen, joka liittyy naisten johtokuntapaikkoihin. Ja tavoitteena oli saada aikaan pakollisia kiintiöitä naisille yritysmaailmassa, jotta myöskin talouden alalla meillä olisi yhtäläinen edustus naisten ja miesten osalta. Viisi vuotta on kulunut, puheenjohtajavaltiot ovat vaihtuneet, neuvosto on jumittanut asian, kansalliset hallitukset eivät ole pystyneet neuvottelemaan ja sopimaan tasa-arvoisemmasta Euroopasta. Meidän täytyy varmistaa, että naisten edustuksellisuus on todellisuutta kaikilla elämän osa-alueilla. Espanjan hallituksen piti vaihtua ennen kuin saatiin aikaan muutoksia myöskin neuvostossa ja yritämme nyt vihdoinkin saada asiasta aikaan sopimuksen. Haluaisin kiittää komission jäsentä Jurovaa. Tiedämme, mitä hän tekee komission puolella ja neuvoston ja parlamentin kanssa yhteistyössä. Ja tällä tavalla, tällä lainsäädäntökaudella voimme saada aikaan aloitteen tasa kysymyksistä, joka on hyvin tärkeä. Emme voi tyytyä siihen, että naisten oikeudet ovat edelleen taka-alalla. Meidän täytyy varmistaa, että naisilla on yhtäläisiä mahdollisuuksia kuin miehillä, ja siitä syystä Euroopan parlamentti pitää ottaa hyvin selkeästi kantaa, ja meidän täytyy pyytää Romanian puheenjohtaja valtiolta vielä ponnistelee asiasta, jotta meillä olisi mahdollisuuksia, ja että kuten Espanjan hallitus, joka on päättänyt tukea tätä aloitetta, me naiset haluamme olla mukana päätöksenteossa. Se on erittäin tärkeää, jotta pääsemme eteenpäin tasa-arvoisemmassa ja oikeudenmukaisemmassa Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia ja toinen kysymyksen esittäjä Hautala, olkaa hyvä. Thank you, President. And, um... Kiitos puhemies. Minusta on hyvin tärkeää tulla siihen lopputulokseen, että ei ole mitään syytä siihen, ettei hyväksyttäisi tätä vuoden 2012 direktiiviä, joka asettaisi velvoitteen pörssiin listautuneille yrityksille saavuttaa vähintään 40 prosentin osuus jommasta kummasta sukupuolesta, mitä tulee toimivaan johtoon kuulumattomiin johtokunnan jäseniin. Olen yllättynyt siitä, että jotkut jäsenvaltiot edelleenkin vetovat toissijaisuusperiaatteeseen. Meillä on eurooppalaisia yrityksiä, jotka toimivat eivät pelkästään Euroopassa, vaan muuallakin. Joten ehdottomasti tämä pitäisi olla kysymys, joka koskee joka liittyy Euroopan unionin toimivaltaan. Me tiedämme sen lisäksi erittäin hyvin sen, että monimuotoisuus kaikissa muodoissaan ja sukupuoli on tärkeä osa tätä monimuotoisuutta laajentaa näkemyksiä ja näköaloja yrityksissä sen ymmärtämistä, että maailmassa tapahtuu ja reagoida tähän omissa yritysstrategioissaan. Ja kolmanneksi, ei ole mitään syytä siihen, että sanottaisin, että ei ole päteviä naisia. Se on tekosyy sille, että miesvaltainen yrityskulttuuri, jossa naiset eivät ole näkyviä, koska naisethan eivät aika ajoin jaa tätä kulttuuria ja siihen liittyviä käyttäytymismalleja, mutta kuitenkin on pitkälti katsottuna varmaa se, että naisten toimivalta pätevyys on aivan yhtä hyvä kuin miesten vastata tämän päivän haasteisiin. On ollut runsaasti aikaa jäsenvaltioilla edetä tässä monimuotoisuuskysymyksessä ja siinä, että naisia tulisi yhtiöiden johtokuntiin vapaaehtoisesti. Mutta vuonna 2017-2018 tilanne on se, että <clears throat> naisia oli vain 26,3 prosenttia suurimmissa pörssiin listautuneissa yrityksissä EU:ssa ja valtava ero 7,4 prosentista 43 prosenttiin. Ja tämä osoittaa sen, että tarvitaan Euroopan tason toimenpiteitä jotta päästään yhdenmukaistamiseen eh, tässä tärkeässä kysymyksessä. Niinpä haluaisin kiittää Espanjan hallitusta siitä, että se on viimeinkin tarkastellut uudestaan tätä asiaa ja ehkä Romanian puheenjohtajakaudella me nyt lopultakin saamme tämän asian päätökseen niin, että ennen Eurooppa-vaaleja voimme julistaa, että Euroopan unioni aktiivisesti edistää nykyaikaista yhtiökulttuuria, johon liittyy sekä miesten että naisten osallistuminen, koska ei riitä se, että sanotaan, että naiset eivät ole päteviä. al consiglio. Kiitoksia sitten neuvostosta, valtiosihteeri Chot, ja kiitoksia, että olette tulleet paikalle. Kiitos puhemies, arvon jäsenet, komission jäsen Jourova. Minulle on suuri ilo saada olla täällä tänään tässä tärkeässä keskustelussa. Haluan aloittaa sanomalla, että sukupuolten välinen tas- tasa-arvo on neuvoston visio sosiaalisesta Euroopasta. Ja sitoumus tasa-arvosta miesten ja naisten välillä on vahvistettu monissa julistuksissa, samoin kuin myös lainsäädännössä, jota olemme kehittäneet vuosien aikana yhdessä parlamentin kanssa. Haluaisin myös muistuttaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, jonka parlamentti, neuvosto ja komissio hyväksyi lokakuussa 2017. Sukupuolten välinen äh, tasa-arvo saa tärkeän osan tässä asiakirjassa ja siteeraan. Äh, naisten ja miesten välinen mahdollisuuksien tasa-arvo on vahvistettava kaikilla alueilla, mukaan lukien osallistuminen työmarkkinoille – samoin kuin työehdot ja urakehitys. Naisille ja miehillä on oikeus samaan palkkaan samanarvoisesta työstä. Tämä sitoumus heijastelee EUn perustamissopimuksia ja olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta tätä asiaa ei saa nyt jättää sivuraiteille huolimatta valtavista edistysaskelista, joita on tehty viimeisen 50 vuoden aikana ja on saatu aikaan enemmän Äh, tasa arvo äh, käytännössä silti on ongelmia. Esimerkiksi äh, sukupuolten välinen palkkakuilu on vielä suuri. Keskimäärin se on 16,2 prosenttia Eurostatin mukaan ja naisten palkka on alempi kuin miesten. Ja tämä ei luonnollisestikaan ole tasa-arvoa. Me tulemme puuttumaan tähän sukupuolipalkkakuiluun neuvoston toimenpiteillä. Ja haluamme myös vasta niihin äh, lupauksiin, joita teimme sosiaalisten oikeuksien pilarista, ja ryhtyä toimiin äh, komission ja jäsenvaltioiden kanssa. Arvon jäsenet, tänä päivänä te pyysitte meitä kommentoimaan erityisesti komission ehdotusta direktiiviksi, jolla pyritään parantamaan yhtiöiden toimivaan johtoon kulmattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista. On ikävä kyllä sanoa, että neuvostossa tätä on vielä blokeerattu. Viimeisimmässä kokouksessa Maltan puheenjohtajakaudella 2017 sitä käsiteltiin, eikä tästä ole neuvostossa virallisesti puhuttu sen jälkeen tilanne tällä hetkellä on se, että tämä asia on jäädyksissä. Siitä huolimatta Euroopassa ollaan hyvin konsensusmielisiä siitä, että naisten johtokuntapaikkoja pitäisi tasapainottaa. Eli periaatetta ei kielitä. Romania puheenjohtajamaana haluaisi mahdollistaa keskustelut neuvoston tasolla niin, että voisimme tunnustella mahdollisia keinoja päästä eteenpäin. Haluaisin mainita myös se ehdotuksen direktiiviksi, joka liittyy työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen. Tästä minulla on parempia uutisia. Neuvottelut neuvoston ja parlamentin välillä ovat johtaneet sopimukseen kuuden kolme kanta neuvottelun jälkeen. Tämä oli mahdollista myös sen edistyksen kautta, jota on saatu Bulgarian ja Itävallan puheenjohtajakausien aikana. Työn ja vapaa-ajan tasapaino on hyvin tärkeä osa työelämän politiikkaa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta meidän työn kansalaisemme voivat yhdistää vapaa-ajan ja työelämän. Tämä on sitä tärkeämpää, kun ajatellaan demografista kehitystä ja työmarkkinoiden muutoksia. Yhtäältä meidän täytyy varmistaa, että Euroopan korkeasti koulutetut naiset voisivat hyötyä työmarkkinoiden mahdollisuuksista. Tämä on taloudellistikin järkevää. Tässä on kysymys myös tasa-arvoisista oikeuksista. Toisaalta eurooppalaisten miesten ja naisten täytyisi voida äh, tehdä lapsia ilman, että täytyy valita sen välillä, onko vanhempi vai onko töissä. Ja haluaisinkin huomauttaa, että aika usein kuitenkin naiset ovat ne, jotka joutuvat tämän päätöksen tekemään. Tämä on mahdollista vain, jos perheelliset työntekijät saavat hyvät perhelomaoikeudet ja jos, että näitä oikeuksia sovelletaan sekä miehiin että naisiin. On myös tärkeää kunnioittaa korostaa kansallisten järjestelmien moninaisuutta. Euroopassa ei ole koskaan toimittu niin, että yksi koko sopii kaikille. Ja ö, täytyy huomioida perinteet, sosiaalijärjestelmät ja taloudelliset ö, tosiasiat, jotka vaihtelevat jäsenvaltioiden kesken, ja meidän täytyy kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta. Nämä olivat niitä asioita, joita meidän piti käsitellä näissä neuvotteluissa työelämän tasapainodirektiivissä. Se ei ollut helppoa, mutta olen tyytyväinen, että olemme löytäneet ratkaisun, joka korottaa minimistandardeja Euroopassa ja antaa sitä kautta kuitenkin jäsenvaltioille tarvittavan joustavuuden. Kiitän parlamenttia sen yhteistyöstä tässä asiassa ja kiitoksia kun kuuntelitte minua. Kiitoksia ja seuraavaksi komission jäsen Jurova ja kiitoksia, että olette paikalla. Kiitos. President, honorable. Puhemies, arvoisat jäsenet, haluaisin aloittaa kiittämällä Euroopan parlamenttia siitä, että se on ottanut tämän tärkeän asian esille naisten oikeuksista, sukupuolten tasa-arvosta tämän päivän istyslistalle. Olen erittäin kiitollinen teidän laajasta tuestanne komission esitykselle, joka tähtää siihen, että parannetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa yhtiöiden johtokunnissa suurimmissa pörssiin listautuneissa EUn yrityksissä. Nyt on kulunut lähes viisi vuotta. Olen ollut sukupuolten tasa vastaava komission jäsen. Olen ylpeä kollektiivista työstä, ennen kaikkea äskettäisestä loppuun saatetusta paketissa, joka koski työ- ja perhe-elämän tasapainottamista. Olen se, jota erityisesti kiinnostaa se, jos Euroopan Tasa-arvoinstituutti viimeisimmässä indeksissään osoittaa, että joillakin alueilla tapahtuu liikettä vain etanan nopeudella. Kun julkaisimme viimeisimmät luvut, en salannut sitä, että olin erittäin pettynyt tästä hitaasta edistyksestä, huolimatta kaikista ponnisteluista, joita on osoitettu. Sukupuolten tasa-arvoindeksi osoittaa, että sukupuolten tasa-arvo päätöksenteossa edelleenkin on se, joka saa alhaisimman pistemäärän kaikista alueista, jotka on arvioitu indeksissä. Ja tämä huolimatta siitä, että on kansallista lainsäädäntöä, jota on hyväksytty tällä välin. Me kaikki olemme tietoisia selvityksistä, jotka osoittavat hyödyn, jota saadaan monimuotoisuudesta johtokunnissa, hyödyistä, jota yritykset saavat. Ja myöskin yhteiskunta tietysti. Komissio on edelleen sitoutunut direktiivi, jota se on esittänyt naisten asemasta johtokunnassa, koska naiset koulutuksesta ja saavutuksestaan huolimatta edelleenkin taistelevat pitkään olemassa olevassa järjestelmällisistä esteistä päästä yritystä johtokuntiin ja johtoasemiin. Ja tämä direktiivi tulisi mahdollistamaan sen, että päättäväisesti voisimme laajentaa lahjakkaiden naisten pääsemistä mukaan päätöksentekotehtäviin ja nopeuttaisimme talouden kasvua. Naiset, jotka ovat vallassa, saavat aikaan sen, että syntyy lumipellovaikutus, joka johtaa sukupuolten tasa-arvon lisääntymiseen. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämä on joustava, oikeassa suhteessa tehty esitys, ja se on hyvä esimerkki toissijaisuusperiaatetta kunnioittavasta lainsäädännöstä, jossa jää jäsenvaltioille joustavuutta siinä, miten he voivat saavuttaa esitetyt tavoitteet. Ja se on myöskin sukupuolineutraali, se koskee sovetuksia, jotka liittyvät aliedustettuun sukupuoleen silloin, kun on kysymys tasoisesta pätevyydestä, olipa kysymys miehistä tai naisista. Kysymys on kokonaistavoitteesta ja jäsenvaltiot ovat vapaita itse soveltamaan olemassa olevia eh, toimenpiteitään, joilla pyritään parantamaan sukupuolten tasa-arvoa ja tasapainoista edustusta yritysten johtokunnissa tärkeää on päästä eteenpäin. On joitakin maita, joissa on lainsäädäntö ja siellä päästään eteenpäin, ja maita, joissa sitä ei ole, siellä tilanne on pysähtynyt. Joten näemme myönteisen vaikutuksen, joka lainsäädännöllä on monista esimerkkeistä. Komission esitys on saanut laajaa tukea Euroopan parlamentilta ja haluan kiittää teitä tuesta vielä kerran. Se myös on saanut tukea enemmistöltä jäsenvaltioita. Minun mielestäni yleinen lähestymistapa on, on saavutettavissa ja haluaisin todeta, että on tärkeää kehitystä, minkä täällä ministeri Chot mainitsi, joka liittyy Espanjan äh, saavutuksiin, hallituksen toimiin. Olin Espanjassa äskettäin, siellä ollaan erittäin päättäväisiä hallitusten jäsenten piirissä, mukaan luettuna pääministeri, jolla pyritään vakuuttamaan myöskin ne jäsenvaltiot, jotka edelleen vastustavat tätä lainsäädäntöä. Luonnollisesti minä luotan myös Romaniaan puheenjohtajavaltiona, joka on hyvin päättäväinen sekin. Minä olen valmis olemaan mukana siinä, että maaliskuun EPSCO-neuvostossa pyrittäisiin saamaan eteenpäin asiaa ja lopettamaan asian pysähtyneisyys neuvostossa. Ja täällä ministerikin mainitsi kesäkuun neuvoston jolloin meidän täytyy käydä vakavaa keskustelua siitä, miten tarttua tähän häpeälliseen kysymykseen, joka on sukupuolten välinen palkkaero, joka edelleenkin on korkea Euroopassa. Komissio siis luottaa Romaniaan puheenjohtajavaltiona siihen, että se tulee käyttämään voimia tämän tärkeän asian edistämiseen ja saamaan aikaan keskusteluja. Niitä saataisiin aikaan kompromissiratkaisu. Grazie. Kiitoksia komission jäsenelle sitten poliittisten ryhmien edustajat, ja tässä vaiheessa emme hyväksy sinisiä kortteja, koska meillä on aikatauluongelmia. Eli kansanpuolueesta puheenvuoronsa saa Koslovska Rajevic. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. E, Kiitoksia, puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kuuntelin nyt, mitä täällä on sanottu, ja vaikuttaa siltä, että olemme kaikki samaa mieltä Puheenjohtajavaltio, komissio, parlamentti, kaikki tukevat direktiiviä. Ja mikään jäsenvaltio ei kyseenalaista direktiivin tavoitetta, eli kysyisin, miksi tämä direktiivi ei vielä ole astunut voimaan? Ja miksi tietyissä jäsenvaltioissa naisten edustus pörssiyhtiöissä on vain 7 prosenttia? Jos vedotaan toissijaisuusperiaatteeseen ja jos olisi vilpitöntä, niin silloin jäsenvaltiot löytäisivät ratkaisuja, jotka muuttaisivat tilannetta, koska kukaan, jolla on maalaisjärkeä, ei varmaan ajattele, että tämä 7 prosenttia tai 43 prosenttia olisi mitenkään terveellistä. Tämä koskee myöskin toimitusjohtajia. Ja tämä ei liity mitenkään pätevyyteen tai lahjakkuuteen, vaan on selvää, että tässä nyt on sovellettu muita mekanismeja, ja meidän täytyy reagoida siihen. Jäsenvaltiossa ei ole saatu aikaan tuloksia ja siksi meidän pitää ryhtyä toimiin Euroopan tasolla. Minä tuen tätä komission jäsenen Redingin ehdottamaa fantastista direktiiviä ja nyt pätevyyden pitää määritellä se, kenestä tulee toimitusjohtaja, kuka pääsee johtokuntaan, eikä se saa johtua muista tekijöistä. Meillä täytyy olla selkeät kriteerit ja meidän täytyy ymmärtää, miten tämä prosessi toimii. Ei pitäisi olla niin, että ne, jotka nimeävät johtokunnan jäseniä, nimeävät ihmisiä, jotka he ovat tunteneet vuosikausia, eivätkä niinkään välitä heidän pätevyydestään. Kansanpuolueen nimissä haluaisin todeta, että naisilla on edelleen hyvin paljon ongelmia työmarkkinoilla, johtuen siitä, että ei ole riittävästi lastenhoitomahdollisuuksia. Tämä on tärkeää, kun laitetaan työ- ja perhe-elämän välistä tasapainoa, ja tämä direktiivi auttaa meitä löytämään ratkaisuja. Ja meidän pitää onnitella puheenjohtajan kautta, kun ajatellaan kolmikanta neuvottelujen tuloksia, jotka on juuri saatu. Ja meidän kaikkien tulisi äänestyksessä tukea tätä direktiiviä. Kiitos. Kiitoksia sitten SND-ryhmästä. Heikne kaksi minuuttia arvoisa Kiitos, nyt? hyvä. Kiitos puhemies, arvon komission jäsen. Me tarvitsemme hyviä miehiä ja naisia meidän johtokuntiimme koska seitsemän vuoden ajan, seitsemän vuoden ajan komissio on se, käsitellyt sitä ehdotusta. Parlamentti toimi hyvin nopeasti. Me totesimme, että tarvitsemme objektiiviset valintakriteerit ja haluamme olla myös käytännöllisiä. Miltä näyttää yksittäisissä maissa? millä mailla on jo esimerkiksi lainsäädäntöä ja missä maissa on vapaaehtoisesti saavutettu edistystä. Eli siis Euroopan parlamentissa me äänestimme tästä hyvin käytännönläheisesti. Me tarvitsemme objektiivisia kriteereitä, jotka voidaan täytäntöön panna ja joihinka ei päästä vapaaehtoisuudella. Me tarvitsemme sitovia sääntöjä ja mekanismeja siitä, että yritykset vihdoin tekevät jotain. Tasa-arvo ja tasa-arvoiset oikeudet, se on osa Euroopan unionin DNAta vain Euroopan unionissa on hyvin monissa maissa tehty edistysaskelia maa maalta. Eli tämä on hienoa myös yrityksille, tämä on mahtavaa myös miehille ja tämä on mahtavaa myös naisille. No, mitä nyt sitten on tapahtunut? hyvin monet, miehet, eh, hyvin monet maat ovat piiloutuneet oikeusperustan taakse. Ja ne maat, joissa eh, ei ole oikeastaan tehty mitään edistysaskelia tässä, ovat pistäneet päänsä hiekkaan. Eh, Romania puheenjohtaja maana eh, on tehnyt ehdotuksia tästä olen hyvin tyytyväinen se, että tämä asia on otettu esiin niin, että jokainen jäsenvaltio, joka piilottelee sääntöjen takana, mitä maita ne ovat, no esimerkiksi Unkari, ja katsoimme, että miten siellä on menty eteenpäin. Itse asiassa yrityksissä on menty jopa taaksepäin, joten vetoan maahan, että nämä maat tuotaisiin esiin ja kysyttäisiin, että mitä te oikeastaan olette tehneet ja että sitten tästä äänestettäisiin. Euroopan parlamentti eh, on tässä ottanut hyvin vahvan kannan asiaan ja olen hyvin iloinen nyt siitä, että tämä asia on otettu jälleen enemmän tai vähemmän esiin. Edustaja Wisniewska, ja pyydän, että noudatatte puheaikojanne. Kiitos, puhemies. Rouva komission jäsen, rouva ministeri, tämä aihe on todellakin tärkeä. Kun me ajattelemme tasa-arvoindeksiä, voimme todeta, että naiset eivät ole asianmukaisesti edustettuina yritysten johtokunnissa, etenkään korkeimmissa johtotehtävissä. Ja on syytä todellakin pohtia sitä, miksi näin on. Naiset ovat päteviä, he ovat koulutettuja, ahkeria, kunnianhimoisia. He eivät ole heikompia, eivätkä vähemmän lahjakkaita kuin miehet. Ja siksi vielä kerran, miksi naisia on niin vähän näissä korkeissa tehtävissä? Minun arvioni on seuraava. Yksi pääsyy on että naiset äh, etenevät urallaan hitaammin, koska ei puutu pelkästään hyviä työnantajia, vaan myös hyviä äitejä. Ja jos uskaltautuu työelämään, aika ajoin on vaikea sitten toteuttaa unelmaa äityydestä, mikä johtaa sitten siihen, että uralla voi edetä hitaammin. Mitä nyt voimme tehdä asiassa? jotta saataisiin enemmän naisia johtokuntiin. Tämä ei kuitenkaan saa olla mikään keinotekoinen äh, ratkaisu, että mekaanisesti vain joitakin naisia edistetään näihin tehtäviin jonkin direktiivin tuella. Sen sijaan pitää ehdottaa sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat naisille yhdistää työelämä ja perheelämä. Me tarvitsemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat tasapainon perheelämän ja työelämän välillä. Minulla on sellainen näkemys, että tällaiset lähestymistavat, jos tällaista kompromissia tavoiteltaisiin, nämä ratkaisut voisivat olla sellaisia, että ne saisivat aikaan menestystä. Eurostat osoittaa, että on olemassa palkkaero, joka vaihtelee jäsenvaltioittain. Joissakin jäsenvaltioissa palkkaero on suuri. Puola on maa, jossa palkkaero on viidenneksi pienin miesten ja naisten välillä. Ja Puolassa on monia naisia, jotka ovat korkeissa tehtävissä ilman, että olisi millään keinotekoisilla lailla saatu tämä aikaan. Ja sitten Aldesta Bilbao Barandika kaksi minuuttia. Komissio- Kiitoksia puhemies komissionisen Jurova. Kiitoksia kaikista ponnisteluista näiden aloitteiden osalta. Kun katsotaan nyt kysymysten sisältöä, Eli miten neuvostossa nyt käsitellään näitä asioita, jotta voidaan edistää tasa-arvoa johtokunnissa, niin kolme kysymystä Euroopan hallituksille. Johdonmukaisuus, näkemys tulevaisuudesta ja rohkeus. Johdonmukaisuus, koska jos haluamme aika järkevää kasvua ja lahjakkuuteen pohjautuvaa taloutta, niin puolet tästä lahjakkuudesta on naisilla, mutta sitä ei kuitenkaan käytetä siellä, missä sitä voitaisiin hyödyntää. Siellä, missä tehdään päätöksiä ja kaikki tutkimukset osoittavat, että on kannattavampaa toimia näin. Tietyissä jäsenvaltioissa tästä on jo hyviä kokemuksia, ja meidän täytyy tarkastella tätä ehdotusta kannattavuuden näkökulmasta. No, ehkä teitä pelottaa katsoa sitten tätä yhtäläisten mahdollisuuksien tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta. Ja no sitten Euroopan tulevaisuus. Eurooppa on hyvin aktiivinen tasa-arvopolitiikassa ja meidän täytyy hyödyntää tätä kilpailuetua toisilla alueilla aletaan myöskin pohtia näitä asioita. Kuten totesimme, tämä on oikeudenmukaista ja demokraattista ja tämä on myöskin kannattavaa toimintaa. Tästä voidaan saada hyötyä, joka johtaa parempaan kilpailukykyyn. Ja sitten lopuksi rohkeuksia. Liian monet miehet estävät tämän asian etenemisestä. He miettivät, mitä he voivat menettää. Menetetty muist mutta myöskin lastenhoito, vanhustenhoitokysymykset ja kysymykset Tämä on mahdollisuus. Jos he hoitavat myöskin, miehet hoitavat näitä asioita, niin he ovat onnellisempia ja he pystyvät silloin olemaan paremmin yhteydessä tunteisiinsa ja olen vakuuttunut siitä, että miehet, jotka ovat valmiita tarttumaan näihin haasteisiin, luovat paremman maailman. Kiitoksen. Kiitoksia sitten vihreistä edustaja Urtasun kaksi minuuttia. Kiitoksia. On erittäin tärkeää, että yritämme nyt saada eteenpäin tätä direktiiviä. Meillähän on ollut tasa-arvo kysymyksissä, tilanne on ollut aika jumissa ja on hyvä, että jos neuvosto ja puheenjohtajavaltio valtiokomission kanssa voisi nyt viedä tämä direktiivi eteenpäin, joka on ollut vuodesta 2012 jumissa neuvostossa. 40 prosentin kiintiöt johtokuntiin naisen osille on välttämätöntä, koska taloudessa on tärkeää, että on tasa-arvoa. Ja tämä malli on toiminut täysin selvästi. Kaikkia ongelmia ei ole ratkaistu, mutta monissa yrityksissä on jo 40 prosenttia naisia johtokunnissa. Ja tämä on aihe, jonka kanssa ei voida piileskellä toisiasuusperiaatteen takana, niin kuin monet jäsenvaltiot tekevät. Ensinnäkin naisten ja miesten välinen tasa-arvo on kirjattu perustussopimuksiin ja talouskysymys on hyvin tärkeä tasa-arvokysymyksissä. Ja eriarvoisuus Euroopassa, kun ajatellaan naisten osallistumista johtokuntiin, niin se saattaa olla jopa 7 prosentista 43 prosenttia, eli nämä erot ovat valtavia. Ja meillä pitää olla oikeudelliset puitteet Euroopassa, jotta voimme harmonisoida ja edistää näitä toimia. Kuten Norjassakin on toimittu, niin siellä tämä on ollut selkeä menestys kaikkea ongelmia ei ole ratkaistu, me voimme oppia näistä ja sitten on kaksi keskeistä kysymystä. Ensinnäkin tasa-arvo johtokunnissa ja toinen asia on sitten saada se aikaan muissa johtopaikoissa. Jos ratkaistaan ensimmäinen ongelma, niin se ei vielä ratkaise tätä toista. Ja Norjan kokemuksesta on opittu, että on myöskin täytäntöönpanoon liittyviä haasteita. Ja vuonna 2013 parlamentti päätti tärkeästä sanktiojärjestelmästä yrityksille, jotka ei, eivät noudattaneet näitä sääntöjä. Esimerkiksi ne voidaan sulkea pois julkisista kilpailuista, jos siellä ei ole 40 prosenttia naisia johtokunnissa. Eli tämä on yksi keskeinen osa lainsäädäntöä, jotta voidaan edistää tasa-arvoa, ja haluaisin, että komissio ja neuvosto pyrkivät antamaan meille tulevina kuukausina hyviä uutisia, koska Euroopan parlamentti selkeästi tukee tätä tekstiä. Kiitos. Per eh, il gruppo della GUE, ja sitten ryhmästä edustaja Ek, yksi minuutti. Presidente. Kiitos puhemies. Arvon kollegat, mistä johtuu se, että 24 200 johtopaikasta äh, Saksan äh, yrityksissä ovat naisten äh, täyttämiä ja sitten ihan johdossa ei ole lainkaan naisia. Ja että tasa-arvoa ei ole edes EU-ssa saavutettu. Tämä on häpeää. Kansainvälisesti tämä tasapaino ei ole sen parempi. 500 suurimmasta yrityksestä maailmanlaajuisesti vain kolme prosenttia, kolmessa prosentissa on naisjohtaja. Se, että me puhumme tästä aiheesta vielä vuonna 2019 on minusta asia, jota meidän pitäisi hävetä, eikä vain puhua siitä, kuinka ollaan menty eteenpäin. On vielä paljon ihmisiä, joiden mielestä nainen soveltuu vain lisääntymistehtäviin koska hän ei ole sovelias yrityksen johtoon. Haluammeko me todellakin odottaa vielä 40 vuotta, koska niin kauan tämä kestää ilman sitovia sääntöjä, ennen kuin naisten osuus johtokunnissa saadaan nostettua 40 prosenttiin. Me emme tarvitse mitään pidempiä keskusteluita. Tämä maailma ei ole mikään miesten maailma, vaan kaikkien sukupuolten maailma, oli se sukupuoli mikä tahansa. Ja tämä tällainen äh, naisvihamielinen ajattelu johtoportaassa on saatava lakkautettua. Edustaja Parker, puolitoista minuuttia EFDD-ryhmästä. Kiitos puhemies. Naiset johtokunnassa direktiivi ei ole pelkästään loukkaava, se on myöskin holhoava ja suhtautuu alentavasti naisiin, jotka ovat ansainneet ansioillaan paikan johtokunnissa. Se, että näin on valittu tehtävään jonkin kiintiön vuoksi, eikä saavutustensa vuoksi se on alentavaa. Naiset se osoittaa myös, että sillä viestitään että naiset ovat ale, eivät ole kykeneviä saavuttamaan menestystä. Ja naiset, kun he ovat alemmilla yritystasolla, heidän osalta kiintiöt eivät merkitse mitään lisämahdollisuuksia tai ylemysmahdollisuuksia, eivätkä ne myöskään johda siihen, että olisi enemmän naistoimitusjohtajia. Siitä huolimatta, että Norja on soteuttanut sukupuolikiintiölait kymmenisen vuotta sitten, vain 7 prosenttia naisista on johtavissa tehtävissä. Milloin, milloin nämä kiintiöt lopuvat? Mihin me lopetamme? Ensin astiin kiintiö miesten ja naisten välille – Entä sitten aliestos, joka syntyy tähän naisten sisällä? Voidaan tietysti loputtomiin muuttaa erilaisia kiintiöitä, mutta kuitenkin se, että yhä enemmän on EUn puuttumista asioihin. Yrityksillä pitää olla vapaus valita soveliaimmat, soveliaimmat ehdokkaista tehtäviin henkilöt, mutta tämän direktiivin kohdassa 30 puhutaan seuraamuksista ja sakoista, joita toteutetaan yrit- yrityksille, jotka eivät täytä kiintiövaatimuksia. Kiintiöt eivät puutu taustalla oleviin eriarvoisuuden kysymyksiin ja kiintiöt eivät johda toivottuihin tuleksiin. Il gruppo INF, on... ENF-ryhmästä Zolteko, olkaa hyvä. Kaksi ja puoli minuuttia. Widzę, że to feministyczne szaleństwo dalej trwa tämä feminismihulluus vain jatkuu. Me haluamme muuttaa naiset mieheksi ja miehet naisiksi. En todellakaan ymmärrä, onko tässä kysymys sairaudesta tai jostain muusta. No, oli mikä oli, kun se oli vain hauskaa, kuten esimerkiksi silloin kun me äänestimme siitä, että maataloudessa on liian vähän naisia. Silloin se oli ihan hauskaa, ok. Mutta jos nyt on kysymys naisten osuudesta pörssilistattujen yritysten johtokunnassa, niin tämä on vakavaa. Miksi me emme vaadi miehiä myöntämään, että he itse asiassa ovat naisia ja sillä tavalla saataisiin tämä tasapaino aikaiseksi ja sillä selvä. Mutta ei, siis tämä on nyt vakava asia, eikä tätä tule jättää tällaiselleen. Luonnollisesti lainsäädäntö EU:ssa on tehty komissiossa ja parlamentti vain toimii kumileimasimena. Ja joskus, eh, jos sitten on oikein huono laki, niin silloin se on parlamentista lähtöisin. Tällaiset eh, lait eh, rikkovat jäsenvaltioiden suverenisuutta ja yritysten vapautta. Parlamentista tulee paljonlaisia päätöslaisia, jotka ovat hyödyttömiä ja turhia ja aina on kysymys maahanmuuttajista, homoseksuaaleista, feministeistä, jotka ovat aina parempia kuin tavalliset kansalaiset. Tästä parlamentista ei koskaan tule yhtäkään päätöslauselmaa ilman, että nämä olisi siinä mainittu. Tämä on sairaus eikä EUta, en usko, että EUta edes voi uudistaa. Ja vetoankin muihin maihin. Seurataan eh, Isoa Britanniaa, erotaan EUsta, valmistaudutaan siihen ja luodaan uusi EU, eh, sellainen, josta oikeastaan eh, unelmointiinkin niin esimerkiksi joka ei riko ja puutu perheoikeuteen eikä yritä muuttaa naisten roolia komission pitäisi vain hallinnoida kunnollista lainsäädäntöä joustavalla tavalla, eikä kertoa meille, mitä meidän pitää tehdä. Ja minä toivon, että olen elossa, kun näin käy, koska vaikuttaa siltä, että se on mahdotonta. Kiitoksia. Ja sanoimme, että tässä menettelyssä ei hyväksytä sinisiä kortteja. Seuraavaksi Sosnirts, yksi minuutti. Pozwólcie Państwo, że postaram się Wam coś wytłumaczyć. Hyvät naiset ja herrat, minulla on vain yksi minuutti. Nyt tästä lähdetään liikkeelle aivan vääristä oletuksista ja tullaan sitten jo väärin johtopäätöksiinkin. Ensinnäkin puhutte ikään kuin naisilla olisi sama pätevyys ja sama halu uraan ja että he olisivat samanlaisia kuin miehet. Se on väärin. Tämä kaatuu jo siihen, että näin ei ole. Ja johtokunnissa on nähdä, että näin ei ole. Niinpä sitten on luotu jonkinlainen salaliittoteoria, että nais, naiset pidetään tietoisesti etäällä johtokunnista, mutta nyt on kuitenkin tehtävä tälle asialle todellisuuskoe. Jos naiset eivät todellakaan pyri johtokuntiin, niin silloin ehkä he eivät sitten halua sitä tai eivät pysty siihen tai he eivät yksinkertaisesti ole kiinnostuneita tämän tyyppisestä urasta. Naiset elävät, miehet elävät lyhyemmän aikaa ja voi ehkä muullakin tavalla etsiä tätä tasa-arvoisuutta. Nimittäin eivät naiset ole samanlaista tehtävissä, vai onko jossakin jokin syy siihen, mikä sitten on, mutta se varmaan ole mikään salaliitto. Kaikki poliittiset ryhmät on nyt kuultu. Ja seuraavaksi sitten edustaja Šojdrova, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Hyvät kollegat, komission jäsen. Elämme nyt aikana ja yhteiskunnassa, jossa kukaan ei voi kyseenalaistaa miehesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Mutta johtokunnissa ei kuitenkaan ole riittävästi naisia. Naiset ovat kuitenkin puolet väestöstä, mutta johtokunnissa on liian vähän naisia. Euroopassa tämä keskiarvo on 23 prosenttia ja Tsekin tasavallassa vain 9 prosenttia, vaikka naiset ovat yhtä päteviä nykyisin kuin miehet, ehkä jopa paremmin. He ovat ehkä pätevämpiäkin. Naisilla on samaa kunnianhimoa, he ovat ihan yhtä päteviä kuin miehet, mutta vai silti meillä ei ole kovin paljon naisia johtokunnissa. Tämä johtuu myös siitä, että naiset ovat äitejä ja hoitajia ja siksi he usein lähtevät uralle vasta myöhemmin kuin miehet. Kiintiöiden avulla ei pystytä vauhdittamaan naisten urakehitystä, mutta meidän täytyy auttaa naisia yhdistämään perhe- ja työelämä. Ja siitä syystä on erittäin tärkeää, että neuvosto etenee tämän direktiivin osalta – Meidän pitää saada tämä direktiivi nyt päätökseen ja tällä tavalla voidaan yhdistää työ- ja perhe-elämä. Ja haluaisin kysyä teiltä, mikä estää jäsenvaltioita säätämään vastaavia lakeja omissa maissaan? Esimerkiksi Espanjassa on tehty näin. Mielestäni Espanjan hallitus pystyy yksinkin hyväksymään tällaisia lakeja. Jäsenvaltiossahan voidaan säätää sellaisia lakeja kuin halutaan ja edetä näissä asioissa. Ja tietysti myöskin EU pitää olla esimerkkinä tässä. Kiitos, Sten Guteland puhemies, komission jäsen. Yli 65 prosenttia kaikista eh, yliopistotutkinnoista ovat naisia. Heillä on osaamista ja kokemusta työskennellä johtokunnissa yrityksissä ja siitä huolimatta naiset kuitenkin marginalisoidaan eh, päätöksenteosta ja se ei ole hyväksyttävää. Se ei ole vain eh, epäreilua, vaan se on myös pätevyyden ja osaamisen tuhlausta ja äh, miesten osuus on oikeastaan yli kaksinkertainen yrityksissä. Ja kauan on osoitettu, että mitä enemmän naisia on pörssiyritysten johtoportaassa, sitä paremmat edellytykset on saada taloudellista menestystä. Siitä huolimatta monet jäsenvaltiot ja oikeistopoliitikot johdonmukaisesti työskentelevät tätä 40 prosentin ehdotusta vastaan Öö, tämä on minusta omituista politiikkaa. Siksi minä suurella ilolla sain tietää, että Espanja on muuttanut öö, kantaansa ja vetänyt öö, pois varaumansa neuvostossa. Ja sen vuoksi nyt Romanian tulisi toimia nopeasti, että saamme oikeudenmukaisuutta ja parempia mahdollisuuksia yrityksille. Edustaja Ot, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos. Kysymys naisista, jotka eivät ole johto, jo, tule johtokuntien jäsenenä, toimivan johtoon kuulumattomina jäseninä. Tämä on tärkeä kysymys. Tässä on kysymys siitä, mitä komission ja neuvoston ja parlamentin tulisi tehdä. Komissiossakaan ei ole johdossa kovin paljon ja nais, parlamentin puhemistossakin on vain kaksi naista – Ja neuvostossakaan tilanne oli kovin paljon parempi. Miksi tässä nyt ei voida toimia hyvänä esimerkkinä? Miksi täällä joku mies ei eroa tehtävästä? Tässä taisi hiukan rohkeutta vai tarvitaanko ensin direktiivi sitä varten? Me olemme kaikki tasa-arvon puolesta. Miehillä ja naisilla on samat oikeudet perheelämässä, poliittisessa elämässä, yhteiskunnallisessa elämässä ja talouselämässä. Näin sanotaan Puolan perustuslaissa. Me olemme yhteiskunta, jossa on viisaita, päteviä, vastuuntuntoisia naisia. Jokaista pitää kunnioittaa. Kaikilla on samat oikeudet, kaikilla on sama, sama arvo. Ja tämä on se, mistä täytyy pitää kiinni. Ja tämä on meidän sivilisaatiomme linja. Minuto. Kiitos teille Petteri Becceria, yksi minuutti. Gracias. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen Jourova tuestanne ja päättäväisyydestänne. Jotkut vielä sanovat, että naisia ei ole johtokunnissa, koska he eivät halua sinne mennä. Ja kuitenkin naisten osuus johtokunnissa pörssiyhtiöissä Euroopassa on 10 prosentissa 25 noussut 22 prosenttia vuonna 2015, eli jotain nyt tapahtuu. Toiset sanovat, että jos asiat muuttuvatkin, niin tämä tällainen aloite olisi turha, mutta ainoastaan 7 prosentissa johtokunnissa naiset ovat mukana ja myöskin toimitusjohtajista vain pieni osa naisia. Lasikatto on olemassa ja tämä tahmainen lattia on olemassa, mutta me voimme rikkoa tämän lasikadon ja puhdistaa lattian, mutta tässä neuvoston pitää lopettaa tämän asian jumittaminen. Tämä aloite on hyvä kaikille yrityksille. Yritykset, joissa on naisia johtokunnissa, saavat aika parempia tuloksia. Ne ovat tehokkaampia toiminnassaan. Ja nyt Neuvoston pitää edetä tämän asian osalta ja toimia johtajana tässä asiassa, ja toivottavasti Romania ottaa hyvän kannan tähän asiaan. Kiitos. To, prego. Kiitoksia, Forense, yksi minuutti. Eh, Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää vihreiden kollegoita näistä kahdesta suullisesta kysymyksestä. Meillä on myöskin tasa-arvoon liittyvä mietintö ja miljardin kanssa olemme tehneet työtä samaan suuntaan. Tietysti täytyy muistaa, että tämä on oire syrjivästä kulttuurista. Me yritämme miettiä positiivisia toimia, jotta päästäisiin näissä asioissa eteenpäin ja voitaisiin välttää syrjintä tulevaisuudessa. Meidän on muistettava, että Euroopan parlamenttiin pitää löytää vastauksia näihin lasikatto-ongelmiin, jotka koskettavat monia naisia, ja myöskin moniin väkivallan ja syrjinnän muotoihin, joka koskee 99 prosenttia naisista. Meidän täytyy torjua kaiken tyyppistä syrjintää, ja Euroopan parlamentti pystyy osaltaan vaikuttamaan tähän asiaan. Haluaisin kiittää kollegoita näistä suullisista kysymyksistä, ja meillä on vielä hyvin paljon tehtävänä lainsäädännössä, kuten kollega Ortason muistutti, kun ajatellaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Kiitos. Prego Daniela. Kiitos sitten. Ajuuttu yksi minuutti. Eh, Kiitoksia puhemies. Marraskuussa 2012 parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdot, äänesti ehdotukset, joka liittyy naisten asemaan johtokunnissa, mutta neuvosto jumitti tämän asian. Direktiiviehdotuksen tavoitteena oli lisätä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa pörssiyhtiöiden johtokunnissa. Tiedämme kyllä, että tasa-arvoa on ainoastaan silloin, kun katsotaan pelkästään pätevyyttä eikä mitään ennalta määrättyjä kiintiöitä. Naisilla on pätevyyttä ja taitoja ja kollegalleni voin todeta, että meillä on näyttöä siitä, että yliopistoista valmistuu nykyään enemmän naisia kuin miehiä. Komissio oli siis ehdottanut tätä direktiiviä, ja nämä tiedot olivat huolestuttavia. Ainoastaan 3,7 prosenttia johtopaikoista oli naisten hallussa. Ja nyt haluaisin kysyä puheenjohtajavaltiota Romanialta, mihin ryht- toimin aiotte ryhtyä, jotta tämä umpikuja saadaan laukaistua? Ja voisitteko edustaa Euroopan naisia, joita mekin täällä edustatte, niin voisitteko te edustaa näitä samoja naisia neuvostossa? Ja sitten Kelly, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. On hyvin tunnettua, että miehet enimmäkseen ovat johtokunnissa. Euroopan takaisin mukaan 17 naisen vain neljännes johtokuntien jäsenistä suurimmissa pörssilistautuneissa yrityksissä EU-ssa. 2015 oli enemmän toimitusottajia neljässä yrityksessä. Tämä direktiivi ei pelkästään merkitse sitä, että pyritään samaan tasapainoa yrityksen johdossa, mutta sillä pyritään samaan aikaan vaikutusta koko yrityksiin ja talouteen – kun ajatellaan yritysten henkilöstöresursseja, niin yleensä eh, näistä ovat usein hallinnossa pitäisi olla sukupuolten tasapaino kaikissa päätöksentasoissa yrityksissä, jos yritysten johdossa on pääasiassa miehiä. Miten voimme olettaa, että yritys kokonaisuudessaan edustaa kaikkia näkemyksiä ja näkökantoja? Pitäisi olla asianmukaisia rekrytointitoimia yrityksissä, jolloin saadaan henkilöitä on samantyyppinen profiili mukaan yrityksen, koska mehän pyrimme rekrytoimaan sellaisia ihmisiä, joita me tunnemme, jos johtokunnissa pääasiassa on miehiä. Se johtaa siihen, että enimmäkseen miehiä palkataan. Tässä ei ole mitään järkeä. Ajattelen kansainvälistä valuuttarahastoa, naisten taloudellinen voimistaminen vahvistaa taloutta ja lisää myöskin tasa-arvoa. Ja toisaalta on järkeä siinä, että naisia olisi enemmän johtokunnissa. Grazie, onorevole Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Koferaatti, yksi minuutti. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Keskusteluissamme usein, kun puhutaan tasa-arvosta, niin puhumme, että se on aivan perustavanlaatuinen arvo Euroopan unionissa. Mutta sitten toiminnassamme olemmekin sitten erilaisia. Ja tämän aamuinenkin keskustelu osoittaa tämän. Se, mitä neuvosto tekee, on todella häpeällistä. Kyse on direktiivistä, joka sai selkeän enemmistön tuen yli seitsemän vuotta sitten – mutta mitään ei ole tapahtunut. Eikä tämä nyt ole mikään poikkeuksellinen tavoite. Naisten edustus johtokunnissa 40 prosentin taso, siis samoja kiintiöitä on muilla aloilla. Ja suuria eroja on vielä, kun ajatellaan esimerkiksi palkkaeroja naisten ja miesten välillä. Eli päätimme edetä tässä asiassa oikeaan suuntaan mutta se on jäänyt vain hyväksi aikeeksi. Toivottavasti neuvosto nyt pystyy konkreettisesti osoittamaan, että se haluaa siirtyä oikeaan suuntaan, eli että se tukee tätä direktiiviä, josta olemme äänestäneet. Prego, minu. Kiitoksia seuraavaksi, Kuneva yksi minuutti. Se mäkin on niin, Kiitos, puhemies. Millä tavalla yhteiskunta voi harmonisella tavalla huolehtia tasapainosta? Lasikatto, joka pysäyttää tuhansien työssäkäyvien naisten urakehityksen, on huonoksi heille. Meillä on työssäkäyviä naisia, joilla on kokemusta, jotka ovat opiskelleet, mutta jotka kuitenkin jätetään johtokuntapaikkojen ulkopuolille. heille maksetaan vähemmän ja heitä rangaistaan, jos he haluavat perheen ja heitä häiritään monin eri tavoin. Tämä direktiivi luonnos on mahdollisuus korjata nyt tätä epätasapainoa. Miksi sitä ei ole hyväksytty? Haluaisin kysyä neuvostolta, mitä te aiotte tehdä, jotta voitte poistaa tämän lasikattoilmien yrityksistä? Ja millä tavalla te aiotte edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa Romanian puheenjohtajakauden aikana? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mahtään, mutta en näe häntä paikalla. Eli sitten menettely ilman puhujalistaa. Ja pitäkää kiinni minuutin puheajasta. Ensimmäisenä Kinniichi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Vuonna 2007 sanottiin, että naisia oli vain neljännes johtokuntien jäsenistä suurimmissa eurooppalaisissa pörssiyhtiöissä. Ja tänäänkin jäsenvaltioiden toiminta on hyvin erilaista ja tämä on johtanut eriarvoisuuteen EU:ssa. Naiset ovat hyvin päteviä ja tämä on syrjintää, joka pohjautuu stereotypioihin, mutta tämä haittaa myöskin työmarkkinoiden toimintaa EU:ssa. Ja jotta voitaisiin saada aikaan parempi tasa-arvo, on osoitettu, että edistystä voidaan saada aikaan lainsäädäntötoimilla, jotka liittyvät näihin naiskiintiöihin. Esimerkiksi Italiassa otettiin käyttöön tällainen laki ja viidessä vuodessa 33 prosentista 33 prosenttia on nyt naisten osuus johtokunnissa, eli kaikki nämä suoritusindikaattorit ovat parantuneet naisten ansiosta ja pyytäisimme, että puheenjohtajavaltio Romania vie eteenpäin tätä asiaa neuvostossa. Kiitoksia sitten Grappini yksi minuutti. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri. Kiitos, puhemies. Komission jäsenet, edustajat, tästä aiheesta on, on puhuttu täällä jo seitsemän vuotta. Minä haluaisin todeta seuraavaa. Etenkin miehet, jotka täällä puhuvat eriarvoisuudesta, ja miehet, jotka kotona to, sanovat, että tämä on mutkekkaampi kysymys, heille sanoisin, että on totta, että naiset ovat erittäin soveliaita viedäkseen ajatuksessa lävitse työpaikalla, yksityisellä sektorilla, julkisella sektorilla. Kyllä naiset täydellisesti pystyvät hoitamaan tällaiset tehtävät. Ei ole olemassa mitään ammatteja naisia varten ja ammatteja miehiä varten. Hyvä komission jäsen, meidän tulisi ajatella eri tavalla. Ei ole kysymys siitä, että on olemassa jo pelkästään jokin jarrutava vähemmistö neuvostossa. Minäkään en tue kiintiöitä, mutta jos yhteiskunta muuten ei ymmärrä tätä, muuten ei pysty arvostamaan sitä, miten arvokkaat annistuvat, ovat, on tehtävä jotakin. Kyllä, Rova komission jäsen, olen samaa mieltä teidän kanssanne. Direktiivi, joka tasapainottaa perhe- ja työelämää on tarpeen. Ja kuten on todettu, on olemassa selvityksiä asiasta, mutta täytyy kannattaa kaikki nyt toimeen käytännössä, ja tämä hyödyttää koko yhteiskuntaa. Edustaja Maria, yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies. Naisten aliedustus äh, yhteiskunnassa ja taloudellisella sektorilla on sosiaalinen ilmiö ja tämän on muututtava. Naisten pitäisi olla paremmin edustettuina esimerkiksi johtokunnissa, mutta tämä sosiaalinen masterointi, mitä EU tässä yrittää, ei onnistu. Emme me voi pakottaa yrityksiä toimimaan näin. Se, mitä EU voi tehdä, on jotain muuta. Ja koskapa nyt edust- herra Juncker kuuntelee minua, niin kerronpa 140 miljardia. Se on EUn budjetti. Ja 70 miljardia on EIPn budjetti. Ja äh, minusta ei pitäisi olla minkään näköistä EUn rahoitusta tai tämmöistä esimerkiksi rahoittaa yritysostoja tai muuta, jos ei naisia ole tarpeeksi johtokunnassa. Ja silloin yritykset automaattisesti muuttaisivat käytäntöään ja naiset olisivat paremmin edustettuina. Koska jos yritykset eivät voi myydä esimerkiksi osakkeita tai tuotteitaan, niin jos ne eivät saa rahaa Juncker-suunnitelmalta EUlta, niin silloin ne muuttaisivat toimintaa. Tämä on se keino, jolla me pakoittaa yritykset toimimaan kuin haluamme. Kiitoksia. Seuraavaksi Pisherno ja noudatakaa nyt puheaikoja, muuten katkaisen teiltä mikrofonin. Kiitoksia. Tämä keskustelu osoittaa, että parlamentti on hyvin yksimielinen tästä direktiivistä. Tämä nyt ei ole mitenkään poikkeuksellista. Tämä on pieni askel eteenpäin, mutta kuitenkin oikeaan suuntaan. Tässä ei pakoteta ketään siihen, että naisia pitää ottaa johtokuntiin, vaan tässä ainoastaan pannaan merkille, että emme voi edustaa pelkästään puolta väestöstä, eli miehiä. Meillä pitää olla todellista edustusta ja meillä pitää olla myöskin naisia johtokunnissa. Ja missä on ongelma? Ongelma on, kuten tavallista neuvostossa. Ja olen erittäin huolissani tästä, koska yhtäältä Euroopan parlamentti haluaisi mahdollistaa sen, että EUn toimielimissä edetään asiassa eteenpäin, ja toisaalta on sitten neuvoston asenne, joka liian usein puhemies, estää toimia, jotka olisivat oikeansuuntaisia. No, tasa-arvo on tietysti perustavanlaatuinen arvo EU:ssa, mutta meidän pitää myöskin toimia sen mukaisesti. Kiitos. Prego. Kiitoksia edustaja Meissner, yksi minuutti. Ja, Kiitos puhemies. Olen iloinen tästä direktiivistä ja olen iloinen keskustelusta eri syistä – Minusta on hyvä, että useampi mies osallistuu keskusteluun silloin, kun puhumme näistä asioista, koska meidän pitää yhteiskunnassa kokonaisuudessaan saada aikaan enemmän tasavertaisuutta ja sitä, että naiset ovat paremmin edustettuna kaikilla elämänalueilla, koska he ovat aivan yhtä hyviä kuin miehet. Tämä palkkaero sukupuolten välillä, siitä puhuttiin Saksassa, se on erityisen korkea, korkeampi kuin muissa maissa. Me puhumme meillä Saksassa juuri lainsäädännöstä, jossa lähtökohdat ovat hyvin erilaisia. Joissakin jäsenvaltioissa on tällainen tasa-arvolaki, joka koskee aliedistettua sukupuolta. Ja minusta on todellakin häpeä, että me yhä joudumme puhumaan asiasta. Olisi parempi, jos meillä jo olisi tällaisia ratkaisuja. Olit erityisen iloinen siitä, että kollega Regner sanoi, että kuuluu Euroopan perimään, että on naisten ja miesten tasa-arvo. Ja siksi toivonkin, että tälle saadaan laaja tuki. Meidän pitää todellakin saada aikaan se, että tämä asia viedään päätökseen. Kiitoksia sitten Ward. Yksi minuutti, olkaa hyvä. It is astonishing. On hämmästyttävää nähdä, että tämä aloite yrittää saada sukupuolten välinen tasapaino johtokunnissa on ollut pysäytettynä neuvostossa yli viisi vuotta. Se todellakin osoittaa, miten konservatiivisia jäsenvaltioiden hallitukset ovat. On huolestuttavaa, että tämä aloite on niin ristiriitainen, kun pyritään saamaan vain tasapainoa johtokuntiin yrityksissä. Ja kuitenkin tämä on tällä hetkellä varattu vain etuoikeutetulle naisille, eikä ole mitään ongelmaa, että meillä on niin paljon ongelmia valottaa esimerkiksi marginalisoitujen naisten asemaa. Ja bisnesmaailmassa naisia syrjitään monilla eri tavoin ja heillä on ihan uskomattomia haasteita. Ja jos sitten huomioidaan vielä mustat, vammaiset, vanhat, köyhät naiset, niin sitä vaikeammaksi se tulee. Viime viikolla, kun me puhuimme työelämän tasapainodirektiivistä, vetosin komission, että on tehtävä kaikki, jotta voidaan vihdoin viimein saada aikaan konsensus naisten asemasta johtokunnissa. Kiitoksia. Sitten Miranda, yksi minuutti. Muito obrigada, presidente. Kiitoksia, puhemies. Sukupuolten tasa-arvo on johtokunnissa on toisarvoista, mutta tämä osoittaa neuvoston kannan naiset yhtiöiden johtokunnissa edustavat vain 25 prosenttia pörssiyhtiöiden johtokuntapaikoista. Espanjassa ja Ruotsissa tämä on 36 prosenttia, mutta yleisesti ottaen ollaan vielä kaukana ihanteellisista tasoista Euroopassa. Naisten oikeuksien valiokunnassa keskustelimme tästä asiasta seitsemän vuotta sitten, mutta nyt jälleen kerran puhumme tästä asiasta – ja olemme vielä hyvin kaukana tavoitteista. Ultimo intervento, un minuto. Kiitoksia, Joana, olkaa hyvä. Dear President, dear Commission. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Ennen kaikkea minä romanialaisena parlamenttijäsenenä pidän hyvänä tätä direktiiviä. Se on, pidän hyvänä sitä, että se on yksi Romanian puheenjohtajakauden tavoitteita, että pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa. Joissakin maissa tilanne on muuttunut äskettäin ja luotan siihen, että neuvostossa viedään neuvotteluja eteenpäin. Se, että naiset ovat aliedustettuina yritysten johdossa on asia, joka on mutkikas. Se liippuu pitkälti siitä, mikä on poliittinen ja yrityskulttuuri. Lasikatto yrityskulttuurissa ei pelkästään aliarvio naisten osallistumista ja täysin kehittää potentiaaliaan ammatillisella uralla. Omasta kokemuksestani voin kertoa teille, että nainen, joka ottaa johtoaseman yrityksessä ja saa aikaan lisäarvoa ja kasvua yrityksessä, priorisoi silloin naisten tarpeita ja muokkaa yrityskulttuuria. Ja tätä kautta minä annan tukeni Romanialle puheenjohtajavaltiona jatkaa keskustelua tästä direktiivistä. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Eli sitten vielä komission nimissä vastauspuheenvuoro Jurva, olkaa hyvä. Mr. President, honorable members, I... Puhemies, arvon jäsenet, olen iloinen tästä päättäväisyydestä, jota Euroopan parlamentti osoittaa tälle asialle, josta on nyt keskusteltu. Ja olin myös kiitollinen siitä, että media on kiinnostunut tästä aiheesta. Haluaisin johtopäätöksenä sanoa vielä muutaman sana sen tämän selkeän tuen lisäksi, jonka osoitin komission taholta tälle lainsäädännölle. Me emme nyt aio odottaa sitä, että tämä asia lähtee liikkeelle neuvostossa, koska on muutakin paljon työtä, mitä voidaan tehdä jotta voidaan tukea parempaa monimuotoisuutta, eikä ainoastaan tuolla bisneksen maailmassa. Haluaisin mainita lukuja, tilastolukuja. Meillä on yli 50 prosenttia naisia yhteiskunnassa, 62 prosenttia yliopistosta valmistautuneita ovat naisia. Joten voisi sanoa, että olisi ihan normaalia, jos olisi silloin vastaava naisten edustus eri elämän osa-alueilla. Mutta verrataanpa näitä lukuja. Meillä on 22 prosenttia naisia johtokunnissa, vain 6 prosenttia johtajia, korkean tason johtajia. Ja sitten poliittisella tasolla meillä on vain 20 prosenttia naisia kansallisissa parlamenteissa. Ja meillä on hallituksia jäsenvaltioissa, jossa on vain yksi tai kaksi naista. Ja hiljattain oli yksi hallitus, jossa ei ollut lainkaan naisia. No sitten positiivisia esimerkkejä. Voin ilokseni kertoa, että komissiossa me olemme saavuttaneet jo tämä 40 prosenttia johto, äh, tilo, äh, johtoasemissa. Ja tämä on kiitos äh, hyvin fiksujen toimen toimenpiteiden, jonka kautta voimme taata reilun kilpailun, jossa ei ole minkään näköisiä esteitä, kuten näemme monissa muissa tilanteissa. Ja äh, reagoidakseni, mitä Joltek sanoi, hän ei nyt enää ole täällä paikalla. Uskokaa minua, naisena komissiossa minä hyvin vahvasti tunnen olevani nainen, eikä minusta tarvitse tulla miestä ollakseni tällaisessa tilanteessa ja jotta voisin olla mukana tekemässä päätöksentekoa komissiossa. Ja no, Jean-Claude Juncker on täällä, mutta Juncker on sanonut hyvin selkeästi, että ainakin yhdeksän naista komissio, komission jäseninä. Ja minusta kaikki kollegat tekevät oikeaa työtä, kun he tuovat esiin naisten äh, mahdollisuudet äh, päätöksenteossa. Eli kun me vertaamme näitä lukuja, niin täytyy sanoa, että joku tässä nyt on epänormaalia, epätervettä Euroopan yhteiskunnassa. Ja sen vuoksi me työskentelemme kovasti tämän muuttamiseksi. Kuten sanoin, niin me emme vain odota sitä, että tämän direktiivin käsittely saadaan käyntiin, haluaisin myös, että jäsen Parker lukisi tämän nykyisen direktiivitekstin, koska te ette löydä sieltä yhtään mitään, mikä indikoisi sellaista, että sukupuoli itsessään, se että on nainen yksistään, olisi se ainoa pätevyys, mitä vaaditaan. Joten olisi hyvä kiinnittää huomiota tähän nykyiseen versioon, jota me tässä nyt yritämme edistää. Tällä hetkellä puolessa jäsenvaltioista on jo tämä lainsäädäntö, joten jos me nyt sitten äh, saamme valmiiksi tämän ja tämän lainsäädännön, niin silloin autamme näitä muita jäsenvaltioita, joissa tätä ei vielä ole. Jäsenvaltiot voivat toimia yksin ja itse. Ei heidän tarvitse odottaa sitä, että tämä direktiivi tulee jälleen käsittelyyn, vaan jäsenvaltiot voivat itse mennä eteenpäin. Ja kuten sanoin, komissio ei odota. Me teimme hyvin paljon äh, ei-lainsäädännöllistä työtä ja tuemme yrityksiä ja laitoksia, jotka menevät eteenpäin. Sodexo, Ikea, IBM, Siemens, nämä ovat näitä monikansallisia yrityksiä, jotka edistävät monimuotoisuuden ajatusta, joka on eduksi yrityksille. Monissa jäsenvaltioissa, myös niissä, missä ei ole minkäännäköistä lainsäädäntöä edessä, Eli siellä nämä yritykset äh, vievät eteenpäin tätä yrityskulttuuria. Me rahoitamme myös monia projekteja, joilla edistetään monimuotoisuutta, joten me teemme paljon asioita koko ajan. Tämä on se, mitä minä kutsun suunnitelma b -ksi. eli emme odota lainsäädännön äh, täytäntöönpanoa tai hyväksymistä, vaan me teemme ennen sitä jo paljon. Ja haluaisin vielä toistaa, että me uskomme yhä vielä, että tämä lainsäädäntö hyväksytään. Ja jälleen kerran toistaisin, että me luotamme äh, Romanian puheenjohtajamaana, että he tekevät hienoa työtä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen Jurova. Ja kiitoksia sitten seuraavaksi chot neuvostosta Niin, kiitos hyvät parlamentin jäsenet, hyvät näistä herät, kiitos tästä keskustelusta. Kuten avauspuheenvuorostani totesin, neuvoston sitoutuminen sukupuolten tasa-arvoon on todellista ja Mm. horjumatonta. Romania on järjestänyt kahdenvälisiä keskusteluja tämän pysäyttäneen vähemmistön kanssa saadakseen aikaan mahdollisen ratkaisun. Me olemme myöskin suunnitelleet kokouksia, joita pidetään työryhmätasolla tästä kysymyksestä. Kuitenkaan ei pidä unohtaa, että puheenjohtaja puheenjohtajana toimii jäsenvaltio. Tavallisessa lainsäädäntömenettelyssä – Sopimus jäsenvaltioiden kesken edellyttää määräenemmistöä. Tämän työn lisäksi, jota olemme harjoittaneet yhdessä parlamentin kanssa, olemme äh, tehneet siis työtä lainsäädännön esimerkiksi Euroopan tasolla, myöskin laatineet johtopäätökset, jotka liittyvät palk- sukupuolten palkkaeroon. Ja politiikkailla pyritään saamaan mahdollisuuksia, joilla sopeutetaan perhe ja työelämä. EPSCO-neuvostossa 30. kesäkuuta toimimme pääsemme tässä asiassa eteenpäin. Haluaisin myöskin käyttää tilaisuutta ilmoittaakseni teille, että Romania puheenjohtajavaltiona isännöi korkean tason työryhmää, joka käsittelee sukupuolista valtavirtaistamista Bukarestissa helmikuussa. Odotamme mielenkiinnolla myöskin keskustelua, sukupuolten tasa-arvosta käytävää keskustelua epävirallisessa EPSCO-ministerien kokouksessa huhtikuussa Bukarestissa. Kiitos tästä tilaisuudesta keskustella tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä täällä tänään. Se, että teemme yhteistyötä, neuvosto ja parlamentti, me voimme saada syrjinnän loppumaan ja epäoikeudenmukaisuuden ja saada yhtäläisestä kohtelusta todellisuutta kaikille miehille ja naisille. Näinä aikoina kun on paljon myllerryksiä ja muutoksia, kohtaamme monia haasteita, mutta tulevaisuus on kuitenkin tasa-arvon. Kiitoksia, edustaja Schott. Yhteiskeskustelu päättyy. Ja seuraavaksi esityslistalla on keskustelu Suomen pääministerin Juha Sipilän kanssa Euroopan tulevaisuudesta. Ja pidämme minuutin tauon. Kiitos.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 First of all, I want to thank the Finnish Prime Minister. Haluaisin kiittää ensinnäkin Suomen pääministeriä läsnäolosta. Meillä on erittäin tärkeää kuulla eri kantoja eri jäsenvaltioista koskien Euroopan tulevaisuutta. Euroopan parlamentissa on kolme neljä avainkysymystä. Haluamme Euroopan parlamentille lisää valtuuksia – Haluamme enemmän Eurooppaa, emmekä vähemmän Eurooppaa. Haluamme vahvistaa Eurooppaa, emmekä tuhota sitä. Sitten monivuotinen rahoituskehys. Haluaisimme nostaa 1,1-1,3. Me tuemme omia varoja. Myöskin maahanmuutto on tärkeä kysymys Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti hyväksyi Dublin-asetuksen uudistamisen. Haluamme päätöksen neuvostosta tästä asiasta. Ja eilen ja tänään on keskusteltu kahdesta tärkeästä kysymyksestä, Brexitistä ja Venezuelasta. Tämä on tärkeää tietää. Nämä asiat liittyvät EUn tulevaisuuteen. Me tiedämme, mikä on komission kanta – Parlamentilla tietysti on myöskin kanta asiaan, ja sitten eri jäsenvaltioilla on kantoja, ja nyt on sitten tärkeää kuulla, mikä on Suomen kanta. Pääministeri, olkaa hyvä. Vi ricordo che vi potete... Muistuttaisin, että voitte ilmoittautua, jos haluatte puheenvuoron menettelyssä ilman puhujalistaa. Ja heti kun puheen, pääministerin puheenvuoro on päättynyt, puheenvuorojen päänti, pyytäminen ei ole enää mahdollista. President of the Commission. Puhemies, komission puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Lämpimättä terveiset hyvin kylmästä Suomesta. Minä olin tuolla Suomen pohjoisosassa, jossa asun. Olin siellä viime viikonloppuna ja siellä oli miinus 30 astetta ja noin metrin verran lunta. Joo, siis oli todellinen talvi. On suuri ilo minulle olla täällä tänään. Euroopan parlamentti on tehnyt erinomaista työtä viime aikoina ja olosuhteet ovat olleet hyvin hankalatkin ja haastavat. Eteenpäin äh, suuntautuvat keskustelut ovat tärkeitä kahdesta syystä. Ensinnäkin Rooman julistuksen vision saavuttamiseksi meidän täytyy miettiä, millä tavalla saamme aikaan yhtenäisyyttä niin, että voimme tehdä päätöksiä ja täytäntöönpanna ne. Toisekseen meidän täytyy keskustella, jotta me löydämme toistemme painopisteet EUn toimissa ja EUn budjetissa. EU-maat tulivat tutuiksi minulle yrittäjänä tytäryhtiöiden kautta. Kolmekymppisenä matkustelin tavatakseni suuren ranskalaisen yrityksen toimitusjohtajan ja lentokoneessa luin tällaisen opaskirjasen, jonka vaimo oli minulle kirjastosta lainannut. Ja siinä sanottiin, että älkää koskaan kysykö mitään perheestä, kun te olette ranskalaisen kanssa bisnesneuvotteluissa. No, kun minä tulin sitten illallistapaamiseen, toimitusjohtaja olikin paikalla vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Ja ensimmäinen kysymys minulle oli, kertokaa minulle perheestänne. Ymmärsin, että me eurooppalaiset tulemme toimeen ja meillä on paljon enemmän yhteistä kuin mitä ajattelemmekaan. Jo 1920-luvulla Santari Alkio, joka perusti Suomen keskustapuolueen, hän sanoi, että rauhan vuoksi Euroopassa koko mantereen pitäisi harkita sitä, että politiikkaa johdetaan kohti Euroopan Yhdysvaltoja. Hän jopa silloin jo mainitsi yhteisen valuutan. Hän oli pioneeri monilla tavoilla myös tässä. Se, että valitsee kansainvälisen yhteistyön ja edistää rauhaa ja taloudellista kehitystä, on ollut suuntaviivana Suomelle. Hyvät ystävät, viime vuosien aikana me olemme saaneet oppitunnin populismista Euroopassa. Me olemme nähneet, minne se johtaa, kun ratkaisut monimutkaisiin asioihin löydetään yksinkertaistamalla asioita. Lopuksi kukaan ei kanna vastuuta. Iso-Britannian lopputulos on kaikille nähtävissä. Ei vain Brexit, vaan populismi yleensäkin iskee EU:hun monilta tahoilta. Oikeusvaltion eh, periaatteen heikkeneminen, lehdistönvapaus, naisten oikeudet ovat asioita, joita me emme odottaisi kuulevamme nyt enää 2000-luvun Euroopassa. Miten EU voi edistää yhteisiä arvojaan ulkopolitiikassansa, jos eh, se ei kykene siihen Euroopan unionin puitteissa. Yhteiset arvot, kuten demokratia, oikeusvaltion periaate, ovat eh, olleet eh, Euroopan vapauden ja turvallisuuden ja vaurauden perustana. Niiden tulisi yhdistää jäsenvaltioita. On tärkeää, tärkeää poistaa nämä sisäiset erimielisyydet. Samanaikaisesti kuitenkaan emme voi tehdä mitään kompromisseja oikeusvaltion periaatteesta. Ja Suomi toivottaa tervetulleeksi tämän monivuotisen rahoituskehyksen ehdotuksen oikeusvaltiovälineeksi. Me toivomme, että saadaan aikaan mekanismi tähän. Hyvät parlamentin jäsenet, puhemies, parlamentin johtaja, kaikkein tärkein äh, perusta Suomessa on se, että kehitetään EUta ja rahaliittoa, mutta samanaikaisesti kunnioitetaan sitä, mitä on sovittu ja että täytäntöönpano tapahtuu tehokkaasti. Me vahvasti tuemme äh, sellaista Euroopan unionia, joka saavuttaa uskottavuutensa konkreettisten toimien kautta. 2015 minun hallitukseni käynnistyi tilanteessa, jossa julkinen vaje oli lähes 3,5 prosenttia verrattuna BKT. hen. Me teimme eh, hyvin tuskallisia 2 prosentin säästöjä suhteessa eh, BKT. hen. Me teimme julkisia säästöjä, eh, me toteutimme esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja eläkeuudistuksen – ja sen lisäksi pyrimme neljällä prosentilla tukemaan työllisyyttä ja kasvua. Me olimme samaa mieltä unionin kanssa esimerkiksi palkan, palkkojen jäädyttämisestä ja vuosittaisen työajan nostamisesta ja työntekijöiden eläkemaksujen nostamisesta, ihan muutaman mainitakseni. Kuten arvaatte, tämä lista ei ollut mitenkään suosittu. Kuitenkin nyt kolmen vuoden jälkeen julkinen vajo on, vaje on katettu, valtion budjetti on tasapainossa ja työllisyysaste on korkein 30 vuoteen. Tämän sanottuani, niin tällaisten ongelmien ratkaisu jatkuvilla taloudellisilla siirroilla ei ole meille hyväksyttävä. parassa takuu taloudellisia shokkeja vastaan on tasapainoinen budjetti ja matala, velta, matala Ja monta kertaa äh, olen Jean-Claude Junckeria äh, siteerannut. Me kaikki tiedämme, mitä tehdä. Me emme vain oikein tiedä, äh, mitenkä tulla uudelleen valituksi sen jälkeen, kun olemme sen tehneet. No, minä tulen tätä nyt testaamaan käytännössä huhtikuussa. Katsotaan, kuinka minun käy. Mutta huolimatta riskistä, niin jäsenvaltioiden täytyy olla kykeneväisiä tekemään päätöksiä ja täytäntöönpannanne. Tehokas täytäntöönpano on ehdottomasti paras keino vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Me tarvitsemme sitä, että täytäntöön pannaan yhtenäismarkkinat, innovaatiot ja tutkimusta ja me tarvitsemme myös hyvää ja vakaata sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, innovaatioita maahanmuuttopolitiikkaan. Meidän täytyy täytäntöön panna ilmastopolitiikkaa. Meidän tulee paremmin täytäntöönpanna kaikkia näitä politiikkaa, koska se on paras keino taistella populismia vastaan ja lisätä kansalaisten uskoa ja luottamusta unioniin. Hyvät naiset ja herrat, Suomi saa EU-puheenjohtajuuden tämän vuoden toisella puoliskolla. Ja haluaisin tuoda esiin muutamia alueita, jotka tulevat olemaan agendalla meidän puheenjohtajakaudellamme. Nämä ovat aiheita, joissa EUn täytyy kyetä työskentelemään läheisemmin yhdessä ja tehokkaasti. Aloitan monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka on yksi tärkeimpiä täytäntöönpanovälineitä tulevassa politiikassa. Suomen näkökulmasta MFFn tason pitäisi olla mahdollisimman lähellä nykyistä. Tässä täytyy keskittyä alueisiin, joissa EU on paras toimija. Maahanmuutto, turvallisuus, sisämarkkinat, innovaatiot, digitalisaatio ja ilmasto. Me näemme myös, että olisi tarvetta uudelleen jakaa rahoja maaseudun kehitykselle budjetissa. Yhteinen maatalouspolitiikka auttaa siihen, että saamme kohtuuhintaista ja turvallisia elintarvikkeita kansalaisille ja että maanviljelijät voivat myös saada kohtuullisen toimentulon. Samanaikaisesti koheesiopolitiikka luo parempaa tasapainoa jäsenvaltioiden sisällä ja jäsenvaltioiden kesken. Olen vakuuttunut siitä, että me kykenemme löytämään tasapainoisia kompromisseja perinteisten politiikan alueiden ja uusien haasteiden välillä. Olen vakuuttunut myös siitä, että kykenemme näin toimimaan Suomen puheenjohtajakauden aikana. Toisekseen me tarvitsemme maahanmuuttopolitiikkaa, jossa on kattava lähestymistapa. Ensin täytyy katsoa, mikä aiheuttaa maahanmuuttoa ja puuttua siihen tehokkaammin. Sen lisäksi me tarvitsemme kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua. Me tarvitsemme myös sitä, että kehitämme esimerkiksi työpaikkoja. Meidän täytyy myös parantaa palautuspolitiikkaa. Maahanmuuton sisäiset näkökulmat ovat omissa käsissämme. Meidän täytyisi hallinnoida maahanmuuttoa paremmin ihan suorilla siirroilla pakolaisleireiltä. Tämä merkitsisi vähemmän paineita EUn ulkorajoilla ja se merkitsisi myös vähemmän salakuljetusta. Samanaikaisesti meidän täytyy hallinnoida ulkoisia rajojamme ja vahvistaa sitä. Meidän täytyy myös päästä eteenpäin hyvin monimutkaisissa poliittisissa asioissa, kuten esimerkiksi kriisien aikana solidaarisuusmekanismi. Se on hyvin tärkeää, että toimimme jo eh, etukäteen eikä vasta kriisin keskellä, kuten teimme vuonna 2015. Kolmanneksi turvallisuus ja puolustusyhteistyö ovat myös hyvin tärkeitä ja niitä on myös tehostettava. Suomi on aktiivisesti vaatinut aktiivista edistystä äh, yhdessä Ranskan kanssa nimenomaan turvallisuus- ja puolustusasioissa. Meidän täytyy luoda Euroopan puolustusrahasto, joka on myös askel kohti oikeaa suuntaan. Nyt meidän täytyisi olla konkreettisia täytäntöönpanossa ja saada aikaan tuloksia. EU on vahvistanut myös kapasiteettiänsä vastata hybridiuhkiin. Ja äh, meillä on tämä hybridiuhkien keskus Helsingissä, joka äh, valmistelee ja vahvistaa EU- ja NATO-maiden äh, kykyä vastata näihin uhkiin. Haluaisin kiittää 19 osallistuvaa maata, joista 16 ovat EUn jäsenvaltioita. Kiitän tästä vahvasta sitoumuksesta ja toivotan myös äh, muut jäsenvaltiot äh, osallistumaan tähän keskukseen. Neljänneksi meidän täytyy parantaa sisämarkkinoita. Me olemme parhaat sisämarkkinat koko maailmassa. Innovaation ja kaupan lisäksi tämä on paras keino luoda uusia työpaikkoja. Me tässä on hyvin paljon potentiaalia varsinkin palveluissa ja digitaalituotteissa – se, että parannetaan tilannetta, on täysin meidän omissa käsissämme. Ja kehottaisinkin löytämään yhteisiä ajatuksia niin, että nämä 35 ehdotusta saataisiin lävitse, joista yhä vielä neuvotellaan. Kun katson eteenpäin, niin toivon, että tuleva komissio ottaa holistisemman lähestymistavan, jossa sisämarkkinat, digitalisaatio, teollisuuspolitiikka ja ulkoinen kilpailukyky paremmin linkitetään yhteen. Meidän tulisi pyrkiä et, eteenpäin katsovaan politiikkaan ja tähän kuuluu myös esimerkiksi tiedon liikkuvuus ja tekoäly. On myös tärkeää vahvistaa kilpailukykyä täytäntöönpanomalla EUn sosiaalisen pilarin periaatteita. Se on on erityisen tärkeää edistää tasa-arvoa työelämässä sekä vahvistaa kaikkien kansalaisten koulutustasoa. Viidenneksi myös kauppapolitiikka on hyvin tärkeää EUn kilpailukyvylle ja uusille työpaikoille. Kun ajatellaan vapaakauppasopimuksia, niin olen hyvin tyytyväinen viimeisimpiin tuloksiin. Japani, Singapore, Kanada, Meksiko. Ja että nopeasti viedään eteenpäin nykyisiä neuvotteluita. Mutta ei ole hyvä, jos isot pelaajat tässä nyt luovat kauppasotia. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme estää tai poistaa tällaiset sodat, varsinkin ajatellen pienempien maiden näkökulmasta, koska haitta olisi fataali. Meidän täytyy kunnioittaa yhteisiä sääntöjä kaupassa. Ja lopuksi EUn täytyy ottaa johtoasema ilmastonmuutostoimissa. Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin raportti muistutti meitä jälleen kerran, että ilmastonmuutoksen uhka, se uhkaa elämää maan pallolla Me emme voi ohittaa tiedettä. Mutta uhkien lisäksi me tässä on paljon muitakin asioita. Insinöörinä minä yleensä ajattelen aina tällaisella ratkaisu- ja teknologiaperusteisella tavalla ja olen ihan vakuuttunut siitä, että kun maailma siirtyy kohti matala hiilikehitystä, niin me olemme etulinjassa kehittämässä uusia teknologioita ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, koska sitä kautta me tuemme myös työpaikkojen luomista Euroopassa. Me tarvitsemme toimenpiteitä kolmella sektorilla. CO2-päästöt, hiilinielut ja uudet teknologiat. Viime viikolla Suomi isännöi pohjoismaista ilmastokokousta Helsingissä. Pohjoismaat antoivat lupauksen, että ilmasto tavoitteet, tavoitetta, saavutetaan 2020 ja me haluamme laskea tämän maanpallon lämpenemisen 1,5 asteeseen. Suomen parlamentissa Kahdeksan suomalaista parlamenttipuoluetta on asettanut tavoitteeksi, että EUn tulisi saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2050. Tämä on tiukkaa ja vuoteen 2030 pitäisi laskea 55 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. EUn päästökauppamenetelmä on kaikkein halvin keino vähentää kasvihuonepäästöjä. Suomi pyrkii uudistamaan järjestelmää sillä tavalla, että päästömaksu lupien luvat johtavat meitä nopeammin kohti päästöjen vähentymistä. Me olemme ehdottaneet, että uusia sektoreita, kuten, lämmitys, kuten rakennusten lämmitys ja viilentäminen, otettaisiin myös mukaan päästökauppajärjestelmään. Sen lisäksi meidän täytyy nopeuttaa siirtymistä kohti kierto- ja biotaloutta. Biotalous toimintaohjelma pitäisi täytäntöön panna viipymättä. Ihan pienenä yksityiskohtana minun hallitukseni pääsi päätti, että se ei anna mitään EU-puheenjohtajakauden lahjoja, vaan nämä rahat käytetään siihen, että kompensoimme niitä päästöjä, joita syntyy puheenjohtajakauden aikaisista lentomatkoista. Second, we need to Toisekseen meidän täytyy lisätä hiilinieluja. Meillä on neljä miljardia hehtaaria metsää ja viisi miljardia hehtaaria peltoja. Olen hämmästynyt siitä, miten paljon nämä pellot voivat sitoa CO2, jos me teemme tiettyjä muutoksia maatalouskäytänteisiin. Meillä on noin sata niin kutsuttua hiilimaanviljelijää, jotka testaavat äh, uusia käytäntöjä äh, Suomessa. Ja tätä kautta voidaan sitoa hiilidioksidia. Meidän täytyy myös äh, istuttaa enemmän metsää. Ihan yksin Afrikassa kaksi miljoonaa hehtaaria metsää katoaa vuosittain. Tämä vastaa Slovenian koko maapohjaa. kun FAOn metsäraportissa sanotaan, maailman vastauksen ilmastonmuutokseen täytyy keskittyä enemmän metsiin. Yksi konkreettinen askel, jota meidän tulisi käyttää EUn ulkoisessa rahoituksessa, on se, että lisäämme näitä hiilinieluja ja rahoitamme sitä. Suomi on ehdottanut tällaista EU-Afrikka-metsärahastoa. Investoinnit metsiin maksimoisivat vaikutuksia muutokset Afrikassa. Kolmannekseen meidän täytyy ottaa käyttöön uutta teknologiaa. Nyt jo meillä on tekninen kapasiteetti varastoida CO2 ja käyttää se muulla tavalla. EUn täytyy sijoittaa tutkimukseen ja innovointiin ja huomioida tieteiden mahta, mahdollisuudet tällä alueella. Meidän täytyy miettiä myös innovoivalla tavalla ja löytää uusia kannustimia ja markkinoita tukevia järjestelmiä ja huolehtia siitä, että hiilinieluja lisätään. Minun vahva viestini on, että meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin. Meidän täytyy vähentää päästöjä, lisätä hiilinieluja ja kehittää uusia teknologioita, joilla voimme varastoida CO2 ilmasta tai suoraan päästöpisteestä. Hyvät eurooppalaiset ystävät, Euroopan parlamenttivaalien jälkeen neuvoston täytyy sopia kunnianhimoisesta ja kattavasta agendasta. Ilmastonmuutoksen lisäksi meidän, kes, meidän tulisi keskittyä kasvuun ja turvallisuuteen. Sen lisäksi luonnollisesti ö, oikeusvaltioperiaatteen kysymykset ovat keskeisiä. Minä vetoaisin yhden yhteneväisempään Euroopan unioniin, joka on kykenevä konkreettisiin toimiin, täytäntöönpanoon ja vastuunkantoon. Tämä merkitsee vastuuta meille, kansalaisille ja kansoille lähellä meitä, taloudelle ja koko planeetalle. Meidän tulee muistaa, että me olemme kaikki täällä varmistamassa parempaa tulevaisuutta nuorille ja tuleville sukupolville. Meidän yhteisen tulevaisuutemme vuoksi meidän kaikkien täytyy olla päättäväisiä ja yhtenäisiä unionissa. En voi painottaa enempää sitä, miten tärkeää on saada asiat tehtyä. Sen vuoksi minä painotan sanaa täytäntöönpano tässä puheessani niin moneen kertaan. Demokraattiset voimat Euroopassa voittavat takaisin kansan luottamuksen tekemällä päätöksiä ja täytäntöön panemalla ne kotimaissa ja täällä Brysselissä. Kiitos. Thank you very much, Prime Minister. Kiitoksia pääministeri Sipilä tästä puheesta Euroopan parlamentissa. Seuraavaksi Euroopan komission puheenjohtaja Juncker, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puhemies, pääministeri, hyvät naiset ja herrat. Jyrki ja minä olemme iloisia siitä, että paikalla tänään on ystäväni Juha, Suomen pääministeri. Suomesta tuli EUn jäsen vuonna 1995. Ja sattuma oli, että minusta tuli samana päivänä pääministeri. Eli Eurooppa toimii välillä, niin kuin huomaamme. Ja olen aina sanonut, että ensimmäisestä päivästä lähtien Suomi on käyttäytynyt niin kuin se olisi perustajajäsen. Ikään kuin Suomi olisi aina ollut mukana. Ja jotkut perustajavaltiot voisivat ottaa mallia Suomesta – ja toimia samalla tavalla. Jäsenyydestään lähtien Suomi on aina ollut valmis kuuntelemaan. Suomi ja sen eri hallitukset osaavat kuunnella. Ja Suomi on sitten ottanut opiksi siitä, mitä se on oppinut kuunnellessaan muita politiikassa. Tämä koskee kaikkia pääministeriä. Paavo Lipposesta lähtien ja sitten ystäväni Jyrki ja nyt siinä oli täällä ja tänään on vähän niin kuin Suomi-päivä. Kolme pääministeriä, jotka nyt sitten puhuvat komissiolle. Se on harvinaista, mutta se on hyödyllistä. Suomen kolmas puheenjohtajuuskausi on jo kulman takana – ja se on hyvin poikkeuksellinen puheenjohtajuuskausi. Puheenjohtajuuskausi tapahtuu nimittäin Euroopan vaalien jälkeen ja ennen kuin nimetään komission ja neuvoston seuraavat puheenjohtajat ja Euroopan keskuspankin seuraava puheenjohtaja. Eli tällä kaudella pitää toimia taitavasti Euroopan unionin johdossa. Ja näinhän Suomi toimi kahdella ensimmäisellä kaudellaan. Kun ajatellaan Suomen ja komission välisiä suhteita, niin suhteet eivät voisi olla paremmat. Meillä on täysi luottamus toisiimme. Näin oli silloin, kun puhuttiin turvallisuus- ja puolustusmekanismista, ja tämä koskee myöskin energia- ja ilmastokysymyksiä. Ja niin ikään tämä pätee erilaisiin liikenne- ja viestintäyhteyksiin. Komission nimissä haluaisin nyt hyödyntää Suomen puheenjohtajuus kautta, jotta voimme kehittää arktista ulottuvuutta. Tämä on tärkeä kysymys, koska arktinen alue lämpenee nopeammin kuin muut osat maailmasta. Tällä hetkellä Suomi on arktisen neuvoston puheenjohtaja. Ja puhuin tästä ystäväni Juhan kanssa Suomessa marraskuussa. Ja puhuimme siitä, että Suomen kaudella voitaisiin järjestää arktisen neuvoston huippukokous. Meidän on varmistettava, että arktinen alue otetaan huomioon Euroopan agendalla. Suomella on muitakin tehtäviä. Esimerkiksi kun ajatellaan talous- ja rahaliiton syventämistä, tämäkin tapahtuu Suomen kaudella. Pankkiunionin luominen, pääomamarkkinat, ne pitää saattaa päätökseen. Ja sitten kun ajatellaan Suomen puheenjohtajuuskautta, taloutta ja mitä silloin tapahtuu, niin tietysti keskipitkä rahoitussuunnittelu liittyy tähän. Ja Suomi voi luottaa komissioon, kun ajatellaan edistystä Suomen puheenjohtajakaudella, jotta neuvostossa lokakuussa voidaan sitten viedä tämä asia päätökseen. Rahoituskehykset täytyy saada tänä vuonna kuntoon. Muuten meiltä menee aikaa hukkaan ja siitä koittaa, koituu ongelmia erinäisille hankkeille. Olen kiitollinen Suomelle, jos te monivuotoisen rahoituskehyksen puitteissa, mutta myöskin kun syvennetään talous- ja rahaliittoa, voisitte ottaa huomioon komission ehdotukset eli väline, jolla voidaan vahvistaa rakenneuudistuksia, vakautusväline ja tällä tavalla voimme suojautua ulkoisilta sokeilta. Viimeisessä neuvoston kokouksessa käsiteltiin tätä aihetta, mutta ihmiset odottavat, että talous- ja rahaunio on sellainen, että se pystyy reagoimaan paremmin seuraavan kriisin aikana kuin oli nyt tässä kriisissä. Ja haluaisin kiittää Suomen hallitusta siitä, että te olette yksi niistä, jotka Euroopassa olette kiinnittäneet huomiota Jyrkin ja minun investointisuunnitelman. 8 miljardia on saatu investointeja tämän suunnitelman pohjalta Suomessa – ja olisi hyvä, jos näin olisi muissakin maissa. Eli Juha, toivotan sinulle kaikkea hyvää huhtikuussa, kaikkea hyvää Suomen puheenjohtajuuskaudella. Jatkakaa samaan malliin. Kiitos. Ci sono altri parlamentari che vogliono registrare. Haluaako joku parlamentin jäsenistä vielä puheenvuoron menettelysilman puhujalistaa? Jos haluatte, niin ilmoittakaa sitä välittömästi, koska kohta suljen puhujalistan. Seuraava puhuja on Euroopan kansanpuolueen puheenjohtaja Manfred Weber. Mr. President, Mr. Herra puhemies, komission puheenjohtaja, herra pääministeri, olla Euroopan parlamenttiin, olette täällä hyvin tärkeänä hetkenä. Ihmiset tulevat sanomaan, mikä on tulevaisuus teidän maassanne huhtikuussa ja täällä Euroopassa toukokuussa, joten edessä on niin demokraattinen kilpailu. Teidän pääkaupunkinne Helsinki oli minun puolueelleni ja minulle henkilökohtaisesti erityinen demokratian paikka. Meillä oli siellä puolukokous, jossa minut nimitettiin puolueeni kärkiehdokkaaksi. Me keskustelimme siellä siitä, ihmiset odottavat meiltä tulevaisuudesta ja miten ehdokkaita tulemme asettamaan ihmisten, sitten tulevat päättämään, mihin suuntaan tulevaisuuden tulisi mennä. Periaatteet kansallisessa ja eurooppalaisessa demokratiassa tulevat olemaan seuraavien aikojen keskipisteessä. Haluaisin tarttua joihinkin asioihin, jotka otitte esille puheessanne. Ensinnäkin kansanpuolueen kannalta tuen täysin sitä, mitä puhuitte budjettikurista. Se kuulostaa hyvin tekniseltä, se kuulostaa markkinasuuntautuneiselta, se kuulostaa yrityssuuntautuneiselta, mutta se on lastemme etujen mukaista. Kestävyys on avainsana, kun puhumme budjettikurista. Ja, ja kansanpuolue kansallisella tasolla Petri Orpon muodossa ja Euroopan tasolla Jyrki käsittelee näitä kysymyksiä. Teidän rinna, Eurooppa on siis aina rinnallanne ja kysymys ja kansanpuolueen rinnalle, koska kysymys on kestävyydestä ja se merkitsee tulevaisuutta. Toinen asia, jonka haluan mainita, on monivuoten rahoituskehys. Siinä olisin hiukan kriittinen. Aloititte puhuessanne tästä asiasta, että kertoi meille, että, että summa täytyy löydä lukkoon. Tämä me aina kuulemme kansallisilta johtajilta. Minusta se on väärä kysymys. Parempi kysymys on, mitä ovat edessä olevat tehtävät – mikä on se, mitä vaaditaan Euroopan tasolla. Kuulemme monilta johtajilta, että ensin pitää löydä lukkoon summa, mutta sen lisäksi tarvitaan voimakasta rajavalvontaa, pitää tehdä kyberturvallisuudelle jotakin, pitää sanakaan innovaatioita lisää Euroopan unionissa. Jos tämä on se, mitä vaaditaan Euroopalta, silloin jäsenvaltioiden pitää myöskin olla reiluja siinä, miten ne haluavat edistää budjettia. Rahat pitää laittaa pöytään, jotta voidaan antaa vastaus kysymyksiin, joita on. Joten lähtökohtaan, että puhutaan siitä, mitä vaaditaan. Kolmas asia, jonka haluan mainita lyhyessä puheenvuorossani tänään, liittyy kenties kaikkein haastavimpaan meidän kaikkien kannalta, ja se on se, mitä 35 000 koululaista kertoi meille viime viikoilla Euroopassa. Puhutaan maan sairaudesta, eli ilmastonmuutoksesta. Hyvä, että puhuitte tästä asiasta haluaisin korostaa lähestymistapaa ilmaston haasteeseen. Se on yksi periaate, johon me kansanpuolueessa uskomme. Ja yksi näistä periaatteista on se, että ratkaisu ilmastonmuutokseen ei ole, että kielletään jotakin. Se, että äh, kielletäisiin jotakin toimia, että sanottaisiin kansalaisille, että he eivät enää voi mennä lomalle Majorkalle, koska hiilidioksidin jalanjälki on liian suuri. Ei tämä ole vastaus. Vastaus on että tulevaisuudessa ihmiset lentävät Majorkalle puhtailla lentokoneilla. Innovaatiot ovat avain tähän. Sitä kautta annetaan vastauksia. Se on se, mitä pitää tehdä. Emme voi sanoa kehittyville maille tai nouseville talouksille maailmassa, että niiden täytyy lopettaa kasvu että ne eivät enää saa kehittyä. Ei se ole vastaus. Vastaus on, että me eurooppalaisena, me voimme antaa kehittyville maille teknologiaa, jolla saadaan aikaan kasvua ilman ilmastovaikutusta. Innovaatiot ovat meidän kannaltamme pääperiaate. Toinen asia, jota haluan korostaa, on tässä hiilidioksidikysymyksessä on se, että työ on tehtävä yhdessä ihmisten kanssa. Ihmisten täytyy seurata näitä muutoksia. Autoteollisuudessa on monia ihmisiä, jotka ovat huolissaan muutoksista. Olette nähneet keltaliivien mielenosoitukset Ranskassa ja monet täälläkin tietävät, mitä merkitsevät korkeammat energiahinnat, mutta tänään talon ulkopuolella on monia ihmisiä, jotka eivät pysty maksamaan korkeampia energian hintoja. Meidän pitää tehdä jotakin, että ihmiset hyväksyvät muutokset, pystyvät hyväksymään lähestymistä, vaan meidän pitää saada tässä aikaan voittajia eikä häviäjiä. Ja lopuksi vielä hiilidioksidista ilmastonmuutoksesta. Yhdessä olemme voimakkaampia. Me saimme aikaan Pariisin sopimuksen, me saimme aikaan askeleet kohti eh, päästöjen vähentymistä autoista. Me olemme kunnianhimoisia me olemme niitä, jotka ovat kärjessä silloin, kun taistellaan hiilidioksidipäästöjä vastaan maailmanlaajuisesti. Ja voimme osoittaa kansalaisille, että yhdessä me voimme saavuttaa paljon. Kiitos. Seuraava puhuja SND-ryhmästä edustaja Kofod. Olkaa hyvä. Kiitos puheesta, eh, Prime Minister. Kiitokset eh, puheesta, hyvä pääministeri Sipirä. Suomi on eh, johtaja monissa asioissa, vihreä energia, sukupuolien tasa-arvo, sosiaalinen tasa-arvo. Ja Suomea mainittiin kolmanneksi vähiten eh, korruptoituna maailman maana. Ja onnellisuusindeksin mukaan suomalaiset ovat kaikkein onnellisimpia tällä hetkellä. Minä tanskalaisena olen hieman pettynyt, että te veitte meidän paikkamme tältä osin. Mutta äh, onnittelut kuitenkin teille. Suomi on hyvin selkeästi osoittanut, että pienet maat voivat olla maailman huipulla, eikä ainoastaan maantieteellisesti. Mutta pääministeri Sipilä, kun te puhuitte tänään, minusta tässä puuttui tavallaan se halua olla sosiaalinen moottori ja maailman johtaja siinä, että pyritään kohti kestävää kehitystä oikeudenmukaisella tavalla, jossa kaikki ihmiset ovat mukana. Missä on kunnianhimo tehdä Euroopasta parempi paikka? Se, mitä te esittelitte meille tänään, kuulosti hieman eiliseltä uusliberaalilta sloganilta. Hyvä pääministeri, me sosiaalidemokraatit Meillä on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma Euroopalle. Elämme aikoja, jolloin maailma e, ja e, elämän lähteet ovat ilmastonmuutoksen hyökkäyksen kohteena. Ruokaita syömme, e, vesi, juomme, maaperä, jolla vilja kasvaa. Meidän tehtävämme on suojella niitä. Mutta meidän kansalaisemme ovat myös kyllästyneet siihen, että he joutuvat olemaan ainoat niitä, jotka maksavat tämän muutoksen. Heitä raivostuttaa se, että monikansalliset saastuttavat koko maapalloa, mutta eivät maksa omaa osuuttaan veroista. Tämän täytyy muuttua. Meidän täytyy muuttaa kasvu- ja vakaussopimusta niin, että sitä tulee todellinen vakaussopimus Euroopalle. Sen vuoksi me olemme tehneet tämän suunnitelman, jolla saataisiin aikaan kestävämpi tapa tehdä töitä, elää, asua kaikille ihmisille. Oikeudenmukainen muutos. YK on kehitystavoitteet ovat perusta sille. Ja tänä päivänä vetoankin, että Suomi liittyisi tähän tärkeään taisteluun mukaan. Meidän eurooppalaisten täytyy muovailla tulevaisuus omalla tavallamme niin, että ei tule näitä uhreja. Me elämme nyt ajoissa, jossa epätasa-arvo kasvaa, joka johtuu tietyn eliitin ahneuden lisääntymisestä ja globalisoitumisesta. Ja ainoa tapa puuttua tähän on se, että hoidetaan äh, verotusasiat kuntoon ja huolehditaan siitä, että kaikilla on oikeudenmukaiset palkat sosiaalisen pilarin pohjalta. Tämä sosiaalinen pilari on se, jonka puolesta me olemme taistelleet niin kovasti. Hyvä pääministeri, verotusasiat ovat tärkeä asia ja esimerkiksi kansalaiset tukevat Äh, demokraattisia hallituksia, mutta lähdettekö te mukaan tähän reiluun verotukseen? Richard Murphy sanoi äh, viime viikolla, äh, että 825 miljardia euroa on tämä veron kiertojen määrä. Meidän ryhmämme on ollut taistelemassa rahanpesua ja veronkiertoa vastaan ja meidän täytyy saada yritykset tähän mukaan. Me haluamme selkeät ja hyvät kriteerit. Me haluamme myös Äh, listat näistä veroparatiiseista. Meidän äh, kansalaiset eivät ymmärrä sitä, että meidän täytyy maksaa korkeita veroja samanaikaisesti, kun äh, suuret monikansalliset yritykset, kuten vaikka Google, maksavat hyvin vähän. Se ei ole oikeudenmukaista, pääministeri. Meidän täytyy suojella hyvinvointivaltiotamme. Meidän täytyy taistella ei vain vapaan, vaan myös oikeudenmukaisen kilpailun puolesta ja huolehtia näistä ihmisistä, jotka tänä päivänä maksavat hinnan näistä veroparatiiseista pakolaisista. Ja minun käsittääkseni Suomessa esimerkiksi on lähdetty yksityistämään äh, sairaanhoitoa. Äh, se olisi voitu välttää ja vahvistaa sen sijaan julkista terveydenhuoltoa. Nyt me tarvitsemme radikaalia muutoksia, jotta voimme muotoilla Euroopan kaikille ihmisille ja ketään ei jätetä jälkeen. Joten hyvä pääministeri, meidän tarvitsemme radikaaleja muutoksia, me tarvitsemme kestävämpää tasa-arvoa ja äh, tasa-arvoisuutta. Ja meidän täytyy taistella ja toivon, että kaikki muutkin osallistuvat tähän taisteluun. Kiitos. Per il gruppo dei conservatori dei riformisti. Ja seuraavaksi ECR-ryhmästä edustaja Ruohonen Lerner. Kiitos puhemies ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin

Ora la parola, presidente. Seuraavaksi liberaalin ryhmän puheenjohtaja Verhofstadt, olkaa hyvä. Minister, as for... Puheenministeri, pääministeri, minäkin aloitin pääministerinä Suomen kaudella. Ensimmäinen huippukoukseni oli Tampereella ja muistan kaksi asiaa vuodelta 1999. Ensinnäkin ruokalistalla oli poroa ja toiseksi Tampereella päätettiin yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta. Ja no tässä nyt vielä on ongelmia jäsenvaltioiden kanssa. On hienoa, että puheenvuorossanne puhuitte asiasta, Santeri, sitä mitä Santeri Alkio puhui. Eli kansalaisten käsitys kansanliikasta on sellainen, että pitäisi rakentaa Euroopan Yhdysvallat. Tämä oli kai 20-luvulla hieno hanke, johon pyrittiin. Ja puheenvuorossanne oli kolme asiaa, jotka ovat tarpeen. Ensinnäkin euroalue ja euroalueen hallinta – olen samaa mieltä. Meidän ei tarvitse uudistaa euroaluetta, jotta se korvaisi läksyt, joita jäsenvaltioiden pitäisi tehdä uusien välineiden osalta. Niiden pitää tehdä kotitehtävänsä. Ei siitä ole kyse. Kyse on siitä, että yhtenäisvaluutta maailmanlaajuisesti tarvitsee finanssipoliittista kapasiteettia. Ja tältä pohjalta euro aiheuttaa säästöjä, ja sitä tulisi käyttää maailmanlaajuisesti. Meillä pitäisi olla harmonisempaa kasvua euroalueella. Ja meillä pitäisi myöskin olla väline asymmetrisiä shokkeja vastaan. Koska kaikkea tätä ei voida tehdä ainoastaan hoitamalla läksynsä, vaan meidän pitää myöskin yhdessä tehdä jotain. Eli olen samaa mieltä kanssanne, mutta nämä asiat eivät ole keskenään ristiriidassa minun mielestäni. Sitten Toinen asia liittyy sisämarkkinoihin. Sanoitte, että meillä on maailman parhaat sisämarkkinat. No haluaisin tätä hiukan oikaista. Meillä voisi olla maailman parhaat sisämarkkinat. Kun ajatellaan digitaalisia markkinoita, energiaa, pääomia. Ja tähän on yksi ratkaisu. Luodaan Euroopan tasolla yksi sääntelijä ja automaattisesti näemme sitten, että sisämarkkinoita kehittyy esimerkiksi energian pääomien alalle. Ja sitten kolmanneksi puolustus. Tällä hetkellä pahinta rahan tuhlausta EU:ssa on se, että ei ole todellista eurooppalaista puolustusunionia. Me käytämme paljon vähemmän rahaa kuin Yhdysvalloissa. Meillä on kolme kertaa enemmän kuitenkin varoja käytössä kuin venäläisillä, mutta emme kuitenkaan pysty hoitamaan puolustustamme yksin. Meillä on 28 kertaa päällekkäistä työtä tässä asiassa ja toivottavasti Euroopan puolustusunionista on, tulee sitten prioriteetti Suomen puheenjohtajuuskaudella. Kiitos. La parola ora alla presidente del gruppo di... Seuraavaksi vihreiden edustaja Keller, olkaa hyvä. thank you very much for... Pääministeri, kiitos siitä, että osallistutte keskusteluun Euroopan tulevaisuuteen. Ja nyt kun me puhumme, tuolla on tuhansia koululaisia tuolla Brysselin kadulla marssimassa ja myös Suomessa marssitaan. Ja he osoittavat, mistä on todellakin kysymys, että asetetaan ihmiset ja planeetta voittojen edelle. Ja meidän tulee ottaa nämä nuoret vakavasti. Ja pyytäisinkin teitä, että te sitoudutte tulevaisuuteen ja kuuntelette näitä nuoria ihmisiä ja investoitte tulevaisuuteen, ilmastonsuojeluun ja teette yhteistyötä eurooppalaisena. Ilmastonsuojelussa EUlla on valtava vastuu ja jokaisen jäsenvaltion on kannattava oma roolinsa. Ja olen hyvin tyytyväinen, että te mainitsitte sitoutuvanne tähän ja että haluatte eteenpäin ja haluatte vielä haast- vielä vaativammat tavoitteet ja puhuitte myös äh, hiilinieluista. Suomi on siinä hyvässä tilanteessa, että Suomessa on valtava hiilinielu käsillään. Kauniit Suomen metsät ovat tärkeä kansallinen perintö teidän maallenne eikä vain metsät, vaan, mutta niiden avulla Suomesta on tullut tämä hyvinvointivaltio, mikä se tänä päivänä on. Mutta tarvitaan uutta ilmastopolitiikkaa. Suomen metsät ottavat vastaan 27 000 hi- miljoonaa kiloa hiilidioksidia ja sen vuoksi on tärkeää hallinnoida niitä kestävällä tavalla, mutta samanaikaisesti teidän hallituksenne suunnittelee Suomen metsien hakkaamista, mikä ei ole kestävää ja mikä on aivan liikaa. Ja sillä tavalla te tuhoatte tai asetatte vaaraan nimenomaan tämän ilmastonmuutosvastaisen taistelun välineen. Joten toivon, että te pelastatte ja säästätte tämän hienon kansallisen perinnön, joka teillä on, mutta säästätte myös hiilinielut samalla. Jos puhutaan äh, äh, hiilineutraalista äh, taloudesta, niin me tarvitsemme enemmän metsää, ei vähemmän, ja että kaikkien maiden tulee kasvattaa metsää ja ylläpitää omiansa. Joten olen iloinen, että mainitsit, että haluatte kunnianhimoisemmat tavoitteet. Olemme teidän puolellanne siinä. Ja olen iloinen, että Suomessa ja Pohjoismaissa näin tehdään. Mutta toivon, että voisitte tuoda sen Pohjoismaiden neuvoston lisäksi tänne <laughs> Eurooppa-neuvostoon ja että saataisiin siinä aikaan tehokasta täytäntöönpanoa. Nämä nuoret ihmiset ja koululaiset, jotka mainitsin, ne ovat ne, jotka tulevat jäsenvaltioissa pian johtamaan meidän talouksiamme ja yhteiskuntiamme. Koulutus on hyvin tärkeä osa, kun valmistetaan heitä tähän. Ja Suomi on kuuluisa koulutusjärjestelmästään. Kaikki ovat tulleet Suomeen kopioimaan heidän kuuluisaa koulujärjestelmää. Mutta on ikävä nähdä, että tässä Suomi on valmis luopumaan asemastaan, kun tutkimuksesta ja koulutuksesta on leikattu miljoona, miljardi. Eli tämä on asia, josta meidän täytyy puhua, kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä Euroopan tasolla, niin Euroopan unionin täytyy vahvistaa sosiaalista koheesiota Euroopassa ja huomioida kaikki sen kansalaisensa, eikä vain niitä, joilla on hyvät yhteydet joko valtioon, hallintoon tai yrityksiin. Eli meidän täytyy huomioida kaikki nämä tulevaisuudessa. Euroopan unionilla on niin paljon tehtäviä, joita se saa koko ajan ja siihen tarvitaan kunnolliset resurssit, joten toivon mukaan budjettia ei leikata Suomen puheenjohtajakauden aikana, koska se on avain tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Hyvä pääministeri, te sanoitte puheessanne myös, miten tärkeät että yhteiset arvot ovat äh, yhtenäinen Eurooppa ja oikeusvaltion periaate. Ja mainitsitte populismin uhan. Olen iloinen siitä. Ja teillähän todellakin on äh, kokemusta tekemällä yhteistyötä äh, oikeistopopulistipuolueen puolueen kanssa josta juuri yhtä me kuulimme. Joten olette varmasti täysin tietoinen näistä yhteisistä haasteista, joita meidän maapallollamme on ja mantereillamme on. Nationalistiset liikkeet saavat tukea, kun ne levittävät pelkoa. Eurooppa-mieliset puheet ovat hienoja, me tarvitsemme niitä, ne ovat välttämättömiä, mutta toimiemme kautta me osoitamme, missä meidän sydämemme on ja mitä meidän sanamme tarkoittavat. Silloin me osoitamme, että olemme vakavissamme ja että olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa tulevaisuutta yhdessä. Suomen puheenjohtajakausi alkaa tänä kesänä ja toivon, että te olette tuolla edistyksellisellä puolella ja johdatte oikeudenmukaiseen ilmastoystävälliseen Euroopan unioniin confederale ja sinistä unita. Sitten vasemmistoryhmästä edustaja Silikiotis. Κύριε Herra pääministeri, minä haluaisin Euroopan yhdistyneen vasemmiston, pohjoismaisen vihreän vasemmiston ryhmän nimissä toivottaa teidät tervetulleeksi. Me puhumme Euroopan unionin tulevaisuudesta, mutta meillä on sellainen vaikutelma, että että väestölle vihamielistä politiikkaa jatketaan edelleen. Köyhyys, hyvinvointivaltion purkaminen, ympäristökatastrofit ja militarisointi. Ja saman se, että jatketaan edelleenkin tätä tähdellistä politiikkaa. Me tarvitsemme nyt sen, että tämä neoliberaali ympäristölle vihamielinen, väestölle vihamielinen politiikka Lopetetaan, me tarvitsemme politiikkaa, joka edistää hyvinvointivaltiota. Ja joka viikko kymmenet tuhannet koululaiset ja työntekijät menevät kaduille. He tuovat julki suuttumuksensa ilmastopolitiikan puuttumisesta ja sosiaalipolitiikan puuttumisesta. Sosiaalipolitiikka näyttää olevan sellaista, että se syrjätään sivuun. Nyt on köyhemmille ihmisille määrätään lääkkeitä, jotka olisi pitänyt vetää pois markkinoilta, ja on myöskin puheenjohtaja Juncker joutui nykänäköisesti myöntämään, myöntämään sen, että Euroopan unioni on menettänyt sosiaalisen luonteensa ja että Euroopan unionissa harjoitetaan sosiaalista polkumyyntiä. Kuitenkin edelleen harjoitetaan sellaista politiikkaa, joka johtaa nuorisotyöttömyyteen ja köyhyyteen ja samanaikaisesti äärioikeisto, rasismi ja muukalaisvihamielisyys tätä kautta edistyvät. En usko, ette, ette tuntisi syytä tähän, mutta kuitenkin jatkatte samoilla resepteillä kuin tähänkin asti. Hyvä pääministeri, hyvät kollegat, me tarvitsemme sosiaalista oikeudenmukaisuutta, me tarvitsemme sosiaalisen hyödykkeen tasaista jakamista ja sitä, että on kunnollisia työpaikkoja, joissa kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia – ja myöskin sosiaalisia palveluita. Me tarvitsemme sosiaalista turvaa köyhemmille väestönosille. Ei, ei pelkästään kauniita sanoja, vaan todellakin tekoja. Mä ajattelen nimenomaan myöskin Euroopan unionin sosiaalista pilaria. Varoja käytetään puolustusrahastoihin ja säästetään samaan aikaan sosiaalipolitiikasta. Miten kansalaiset tässä tilanteessa voivat enää uskoa Euroopan unioniin? Jos meillä on näin paljon rahaa tällaiseen puolustusrahastoon ja saman aikaan esimerkiksi Suomessa leikataan sosiaalimenoja, eikä ole riittävästi varoja ilmastonsuojeluun. Ilmastopolitiikka on sellaista, sitä harjoitetaan puhtaasti taloudellisena politiikkana. Mutta me tarvitsemme kuitenkin ratkaisuja, jotka johtavat siihen, että lopetetaan hallitsematon yritysten toiminta, jolla on epäsuotuisia ilmastovaikutuksia. Me tarvitsemme myöskin sitä, että on turvallisuus, turvapaikkapolitiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa, joka on kansainvälistä solidarisuutta ja vastaa kansainvälistä oikeutta. Me tarvitsemme pysyvän vastaanottomekanismin pakolaisille kaikissa jäsenvaltioissa, ottaen huomioon yksittäisen jäsenvaltion kapasiteetin. Herra pääministeri, me haluamme toisenlaisen Euroopan. Vasemmisto taistelee rauhan, solidaarisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden Euroopan puolesta. Europa de la libertad de la democracia. Seuraavaksi FDD-ryhmästä edustaja Damato. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa pääministeri, EUn tulevaisuus liittyy siihen, että meidän täytyy tehdä suuria muutoksia. muutoksia. Kansalaisilta vaaditaan yhä enemmän. Ja kaikki merkit ovat jo näkymissä. Meidän täytyy katsoa, millaista politiikkaa esimerkiksi sosialisteilla tai populisteilla on. Tällä tavalla meidän täytyy pyrkiä uudistuksiin ja kansalaiset ovat kyllästyneitä korruptioon ja haaskaamiseen. Ja tällä hetkellä rauhanomaisesti muutamassa vuodessa Italian hallitus on muuttunut täysin. Hallitukset eivät kuunnelleet kansalaisten vaatimuksia ja meidän täytyy katsoa, mitä muutoksia tarvitaan. Italiassa talouden alalla tapahtui hirvittäviä asioita, kun ajatellaan julkisia menoja, mutta me vaadimme kuitenkin, että kansalaisia kohdellaan ihmisarvoisella tavalla. Ja sitten työllisyys. Italiassa vähennämme valtion velkaa investoinneilla ja me olemme myöskin puhuneet kansalaispalkasta, joka Suomessa on tuttu asia. Kansalaispalkka on tärkeä taloudellinen toimi. Tällä tavalla voidaan nyt muuttaa työmarkkinoiden rakenteita. Pyrimme vähentämään köyhyyttä. Italiassa on yli 5 miljoonaa köyhää. Ja meidän täytyy mahdollistaa uusien ammattitaitojen hankkiminen niiden osalta, jotka eivät ole työmarkkinoilla, ja näin luomme työpaikkoja – Yritykset tarvitsevat pätevää työvoimaa, joka vaatii heidän vaatimuksiaan. No sitten meidän täytyy puhua myöskin sisäisestä kulutuksesta. Me haluamme, että Italia on vahva Euroopassa, joka on solidaarinen, mutta myöskin maailmassa. Puhemies, Euroopan pitää varoa muutoksien vääriä profeettoja, jotka taipuvat lobbareiden edessä, esimerkiksi Macron. Ja sitten glyfosaattin käytön kieltäminen maataloudessa, sen pitäisi tapahtua 2021. Ja huippukouksessa sitten saksalainen Bayer osti Monsanton vuonna 2018. Ja meidän täytyy myöskin toimia varovaisesti. Ja meidän täytyy katsoa, miten Eurooppa käynnistetään uudelleen. Ja meidän täytyy unohtaa tekopyhyys ja todellakin muuttua. Kansalaiset haluavat faktoja ja meidän täytyy Euroopassa puhua voimakkaalla ja yhtenäisellä äänellä. Tarvittaisiin esimerkiksi EUlle paikka YK turvallisuusneuvostossa. Mutta Agubis Grana-sopimuksella Merkel ja Macron ovat luoneet supervallan, ihon, kuiten, jossa päätökset tehdään kahteen pekkaan. Meidän täytyy katsoa, miten tämä vastaa sitten 500 eurooppalaisen käsitystä demokratiasta, mutta Kahdesta heikkoudesta ei kuitenkaan tule vahvuutta. Berlin ja Pariisin johtama Eurooppa on sellainen, jota kansalaiset eivät halua. Italian euroalueen kolmanneksi suurin talous, mutta me emme mitenkään voi tukea tällä tavalla monimuotoisuutta. Meidän täytyy toeta, kuinka tärkeää on poliittinen toiminta, joka vastustaa tällaista toimintaa ja meidän pitää tästä asiasta käydä keskustelua toimielimissä. Me vastustamme sitä, että heikennetään standardeja. Kaikki pitää ottaa huomioon samalla tavalla Brysselissä. Ja toimielimet ovat kaukana kansalaisista, ja tämä demokratiavaje on asia, johon ei pidä vastata suljettujen ovien takana, vaan meidän pitää antaa enemmän valvontavaltaa ainoalle eurooppalaiselle toimielimelle, joka on suoraan kansalaisten valitsema, eli Euroopan parlamentti. Eurooppa haluaa muuttua, eli unohdetaan sitten säästöpolitiikka, joka on johtanut leikkauksiin, eläkeisiin, koulutukseen, terveydenhuoltoon. Mutta Junckerin teeskennelty itsekritiikki johtaa aina samaan asiaan. Ja haluaisin nyt vedota siihen kaikkiin. Meidän pitää estää talouden ehdot. Meidän pitää estää rahoitus jäsenvaltiolta, joka ei noudata Brysseliä, mutta tällä tavalla kuritettaisiin enemmän kansalaisia alueita. Meidän täytyy Euroopan varoilla kehittää alueita, mutta leikkaukset olisivat vain haitaksi kansalaisille. Eurooppa voi muuttua, jos on kansalaisten puolella ja jos se antaa sille kunnollisia vastauksia. Kiitos. Sedaksi NF-ryhmästä edustaja Borgetsia. Presidente. Kiitoksia puhemies, pääministeri. Tervetuloa tähän hiukan tyhjään täysistuntosaliin. Tunnemme sympatiaa, ainakin minä tunnen sympatiaa Euroopan kansalaisille ja Suomen kansalaisille. Meidän täytyy nyt puhua siitä, että kyynisesti populistipuolueet, joita minäkin edustan, ovat muuttaneet kuvia, kuvioita. Hyvin usein puhutaan siitä, että monessa maissa on nyt liikaa maahanmuuttajia. Euroopassa nyt yhä paremmin tiedetään myöskin ne, jotka eivät ole rasisteja tai mukaisia mielisiä, että tämä järjestämätön maahanmuutto – maahanmuutto johtaa epävarmuuteen ja kotoutumisvaikeuksiin ja valtaviin kustannuksiin. Eikö olisi parempi miettiä, niin kuin joku ihan järkevästi on sanonut, että meidän pitäisi sitoutua tällaisen marshall suunnitelmaan Afrikan osalta. Meidän ei pidä ottaa vastaan näitä ihmisiä. On lähes mahdotonta kotouttaa näitä ihmisiä. Jos ajatellaan vaikka henkilöitä alueelta ja muslimikulttuureista, on vaikeaa tai oikeastaan mahdotonta kotouttaa heitä. Ja olisin halunnut kuulla Suomen edustajalta siitä, että perustetaan tällainen Marshall-suunnitelma. Mutta se, mistä täällä nyt on puhuttu, niin se ei ole ollenkaan tämän mukaista kaikki eivät ole ymmärtäneet, kuinka vakava maahanmuutto-ongelma on. Ja että meillä on moraalinen ja historiallinen velvollisuus Euroopassa auttaa Afrikan kansalaisia. Ei pidä tehdä niin kuin aikaisemmin, ja että rahoitetaan sotaa tai spekulointia, vaan meidän täytyy todella auttaa heitä. Ehkä PK-yritysten kautta voitaisiin tässä toimia. Eli meidän pitää puuttua näihin pohjimmaisiin maahanmuuton syihin. Mutta te olitte hiukan demagoginen ja tuntuu, että teillä on demagoginen lähestymistapa maahanmuuttoon. Minä haluaisin olla perussuomalainen ja meidän pitää toimia niin, jotka toimivat Euroopassa rohkeasti. Ja heitä sitten syytetään muukalaisvihasta ja rasismista. Mutta he ovat kuitenkin oikealla tiellä. Meidän täytyy muistaa vaikka saarnaajia, jotka menivät Afrikkaan meidän täytyy muistaa vaikka Don Bosco Italiasta, jos hän nyt olisi elossa, niin kuin 1700-luvulla, silloin maahanmuuttajat laitettiin töihin. Mutta heidän ei pidä tulla tänne raiskaamaan tai ryöstämään. Omassa maassaan he eivät koskaan olisi tehneet näin. Ja syy kaikesta tästä en, on teidän syyne, teidän demagogianne syynne eikä kansalaisten syytä. La parola on Funtulis, non is... Sitten sitoutumattomista Funtulis. EUlla e on paljon ongelmia, mutta kaikkein suurin ongelma on tämä paternalistinen äh, suhtautuminen, joka on pesiytynyt Euroopan toimielimiin. Euroopan toimielimet toimivat ihan kuten ne olisivat ainoa totuuden tuottaja. Ja ihmisille tulee sellainen kuva, että, että vaaleilla ei ole mitään hyötyä. Meillä on hyvin selkeä esimerkki tästä ihan hiljattain sopimus naapurimaiden kanssa. No, esimerkiksi Makedon, Pohjois-Makedonian kanssa. Kreikan kansa ei tätä halunnut, mutta Tsipraksen hallitus toimi Kreikan intressien vastaisesti. Ja muistuttaisin teitä ja muita johtajia myös erityisesti Tsiprasta siitä, että teidän valtanne tulee kansalle, kansalta ja pysyy vain niin kauan kuin kansa sen haluaa antaa. Ja huolimatta siitä, että halveksitte kansalaisia, kansalaiset päättävät tien. Ja sitten Pääministeri saa vastauspuheenvuoron, olkaa hyvä. Mr. President. Herra puhemies, kiitos kovasti näistä puheenvuoroista. Vastaan lyhyesti kysymyksiin, joita poimin näistä puheenvuoroista. Ensinnäkin kiitos Jean-Claude, kiitos Jyrki, kiitos kauniista sanoista ja kiitos myös siitä siinä mielessäkin, että on ollut todella miellyttävää harjoittaa yhteyttä komission kanssa. Edessä on hyvin haastava kausi, kun meidän puheenjohtajakautemme käynnistyy. Silloin syntyy uusi komissio, on parlamentin vaalit ja meillä on omatkin vaalimme sitä ennen. Käydään neuvotteluja monivuotisesta rahoituskehyksestä, Brexit, eh, talous- ja rahaliitto. Monet suuret asiat ovat silloin käsillä. Jean-Claude, olit oikeassa myös, kun puhuit arktisista kysymyksistä. Ne ovat todellakin avainkysymys, siis kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Me olemme valmiita tällaiseen arktiseen huippukokoukseen muut, ihan muutaman viikon varoitusajallakin, jos on sovelias olosuhteet järjestää sellainen. Jyrki Kataisen investointirahasto on yksi parhaimmista esimerkkeistä siitä, miten me voimme luoda työpaikkoja. Me olemme käyttäneet tuota välinettä Suomessakin. Herra Weber, onnittelut nimityksestä. Euroopan kansanpuolueen kokous Helsingissä oli myöskin minun kannaltani hyvä, koska tapasin äh, kymmenen kollegaa samalla kertaa kokouksen yhteydessä. Olen yhtä mieltä kanssanne talouden periaatteista, monivuotisesta rahoituskehyksestä olen käynyt keskustelua nyt 17 kollegan kanssa jo, siis tilanteesta, mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen, ja olen varma, että pääsemme kompromissiin puheenjohtajakautemme aikana. Ilmastonmuutos. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän on löydettävä kestäviä ratkaisuja, niin että ihmiset voivat todellakin elää näiden ratkaisujen kanssa – ja korostaa sitä, että uusi teknologia voi saada aikaan enemmän kuin olemme kuvitelleetkaan. Kun puhun tällaisesta CO2 erottamisesta ilmasta, Lappeenrannassa on pieni yliopisto. Se olen nähnyt prototyypin tästä laitteesta, jolla erotetaan ilmasta hiilidioksidia ja sillä sitten tehdään muita tuotteita. Miten sitten tulee tähän äh, aurinkoenergian hinta, halpaan hintaan, se on tässä ratkaiseva tekijä. Ajatelkaapa, mitä mahdollisuuksia tämä tarjoaa Afrikalle ja yhteistyölle Afrikan maiden kanssa. Herra Kofut, te olette oppinut suomea ryhmässäni, ryhmässänne ja teillä on ilmeisesti siellä jotakin suomalaisia jäseniä ja näyttää olevan hyvä oppimisperusta ryhmässänne onnellisin maa. Suomi on maailman onnellisin maa, mutta minun on kyllä todettava samaan aikaan, että me olemme paras kansakunta myöskin kätkemään tämän, jos seuraatte meidän sisäisiä keskustelujamme. Mainitsin sosiaalisen pilarin myös puheessani. Meidän prioriteettiimme kuuluu sukupuolten tasa-arvo. Me olemme olleet johtajia naisten oikeuksissa Suomessa – sillä, että naiset saavat täydet poliittiset oikeudet ensimmäisenä maana maailmassa. Veroparatiisit, niistä olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä puhuitte verotuksesta. Kaikkien yritysten, kaikkien maiden, kaikkien kansalaisten arvoihin tulisi kuulua tämä ja myöskin säädösten perusteluihin se, että verot maksetaan siellä, missä voittokin syntyy. Tämä on todellakin avainperiaate. Rova Ruohonen Lerner, ehkä vastaan teidän kysymykseenne suomeksi, jos sallitte. Ehkä tässäkin foorumissa on hyvä sanoa, missä, mistä tuossa taloni luovutuksesta oli kysymys. Kyseessä oli tietämäni iso perhe, joka omassa maassaan oli joutunut vainon kohteeksi kahdesta syystä. Ensinnäkin he olivat auttaneet länsimaalaisia avustustyöntekijöitä. Toiseksi he olivat kristittyjä muslimimaassa. Näin ei pitäisi olla, että vainotuksi joutuu näistä kahdesta syystä. Tämä perhe oli hengenvaarassa joka ikinen päivä. Me, me emme voi kuvitellakaan, minkälaisissa olosuhteissa he olivat ennen, ennen pakoon pääsyänsä. Tämä perhe oli, oli tulossa ää, talooni ja en voinut kuvitellakaan, että Suomessa voisi ilmapiiri kääntyä sellaiseksi, että tuon päätöksen joutuu perumaan perheen turvallisuuden vuoksi. Poliisiviranomaiset sanovat, että tuon perheen henki on uhattuna myös Suomessa jos vien päätökseni loppuun. Valitettavasti he eivät tuohon päässeet, mutta, mutta he ovat onnellisesti turvassa muualla. Ki, Okei, okay, ki. Niin. Äh, Gi lähti jo pois, hän on niin kovasti kiireinen, joten hyppään rouva Kellerin äh, puheeseen. Ilmastonmuutos. Minä olen tehnyt kovasti työtä ilmastonmuutoskysymyksissä myös henkilökohtaisesti. Minä olen tehnyt lupauksen siitä, että minun perheeni muuttuu hiilineutraaliksi ensi vuoden lopulla. Minulla on aurinkopaneelit kotonani, minulla on sähköauto, olen vähentänyt kulutusta ja todellakin olemme siirtyneet tähän siirtymässä hiilineutraaliuteen, mutta tietysti äh, yksilöhän voi tällaista kyllä tehdä, mutta tarvitaan kuitenkin yhteisiä toimia kolmella kentällä, kolmessa muodossa. Meidän täytyy alentaa päästöjä ja jatkaa sillä polulla. Ja meidän täytyy myöskin äh, vahvistaa näitä äh, hiilinieluja. Ja Suomessa täytyy kestävällä tavalla hallita metsien käyttöä, koska on todisteita siitä, että se on paras tapa käsitellä metsiä ja minä todellakin antaisin tälle voimakkaan tukeni. Sitten uusi teknologia. Olen hyvin innokas huolehtimaan siitä, että erotetaan CO2 ilmasta ja käytetään sitä muiden uusien tuotteiden raaka-aineena. Ja meidän täytyy myöskin tehdä muitakin suunnitelmia. Mainitsitte sen, että meillä on kokemusta yhteistyöstä populistipuolueiden kanssa. Minun viestini onkin, että populistipuolueidenkin tulisi kantaa vastuuta hallituksessa. Ja tämä on tapa, jolla myös he voivat, me kaikki voimme kantaa vastuuta ja, ja antaa vastauksia ihmisille myöskin tällä tavalla. Uh, you mentioned... Uh, Mainitsitte, mit, miten nimenne sanotte, sanotaankaan, Silikiotis Kuuluisa vasemmistopoliitikko Suomesta Outi Ojala sanoi Suomen eduskunnassa, että paras ystävä köyhille on tasapainossa oleva valtion budjetti. Tämä on se perusta, jolla kaikista voidaan pitää huolta kaikissa maissa ja joka päivä. Tästä syystä Suomessa sosiaalietuudet ovat niin korkealla tasolla, sen lisäksi meillä on tasa-arvoinen koulutus, joka koskee kaikkia kansalaisia. Edustaja Damato, työllisyystasosta olen samaa mieltä. Se on keskeinen, kun ajatellaan työllisyyttä. Tuen kaikkia sellaisia toimia, jotka vievät kehitystä tähän suuntaan. No niin, luulenpa, että olen käyttänyt puheaikani. Kiitos puhemies.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 o implementacji różnych rozwiązań. jest pan premierem kraju w którym funkcjonuje. te olette pääministeri maasta jossa on paras koulutusjärjestelmä Euroopassa ehkä koko maailmassa. Uskoin, että te puhuisitte paljonkin koulutuksesta. Vaikkakin tämä on jäsenvaltioiden vastuulla koulutuskysymykset, niin te ehdottaisitte kuitenkin, että kaikki ottaisiin käyttöön suomalaistyyppinen koulutusjärjestelmä, joka tällä hetkellä palvelee parhaiten nuoria ja heidän tulevaisuuttaan. Nuorten tulevaisuus on täynnä kysymysmerkkejä tietenkin. Tietysti sosiaalinen pääoma on tietysti täällä EU-sakin tärkeimpiä. Nyt tapahtuu robotisaatiota, keinoälyä. Entä sitten kun valmistaudutaan eurooppalaiseen muuttuvaan yhteiskuntaan, niin sen pitäisi olla kenties prioriteettikysymys Suomen kaudella. Entä sitten eurooppalaiset Suomen kaudella, onko heillä mahdollisuus oppia parhaimmilta tässä koulutuskysymyksessä? Natri. Edustaja Kumpula-Natri. Uh, dear speaker, dear prime minister. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Kovin ilottuneena kuulen, että sitoutuneisuus tulevassa puheenjohtajavaltiossa on näin vahvaa. Me näemme, että tämä globaali tilanne ja yhteiset globaalit haasteet on tärkeä yhteisellä tulevaisuudella. Me näemme, että kanaalin toisen puolella jo nyt yrittää tehdä jotain muuta ja paljon ongelmia on, kun yritetään löytää ratkaisuja Brexitiin. Pääministeri, toitte terveisenne myös ilmastotavoitteiden kiristämisen valmiudesta ja tämä on viesti jota tämä talo haluaa ottaa mielellään vastaan. se on juuri samansuuntainen suurin piirtein samoissa prosenttiluvuissakin liikumme ja näemme että tässä tavoitteet ovat yhteisiä ja maailma odottaa meiltä tätä edelläkulkijuutta. näemme myös että t k panostukset oikeudenmukainen siirtymä tuovat meille töitä ja hyvinvointia ja tähän on hyvä sitoutua. yhdyn tässä jean claude junckerin komission puheenjohtajan terveisiin että arktiset asiat ovat tärkeitä. näissä suomi ei voi laiskotella euroopalle on tärkeää jokainen lähialueensa raja niin etelässä idässä kuin myös pohjoisessa. arvoisa puhemies meillä on täällä parlamentissa jo välimeren valtuuskunta ehkä tulevalle kaudelle voitaisiin nyt jo valmistella myös arktisten asioiden valtuuskunta. arvoisa kirje niin, puhemies pääministeri Herra Sipilä, haluaisin esittää teille kysymyksen liittyen yhteiseen puolustuspolitiikkaan. Tehän tiedätte, että eilen vietimme surullista muistopäivää liittyen Kreikan tiettyihin saariin, joita Turkki on ottanut omakseen. Turkkilaiset hävittäjät ovat viime päivinä partioineet tällä alueella ja jatkuvasti Kreikan ilmatilaa loukataan ja niin ikään myös vesialueita. Tässä Kreikalla on ikään kuin kausus belli, koska sen merialuetta loukataan ja Erdogan haluaa kumota Losannin sopimuksen. Kun tuetaan Kreikkaa Erdoganin hyökkäyksiä vastaan ja Turkkia vastaan, niin haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne tähän tilanteeseen, niin että saisimme todella eurooppalaisen politiikan, jotta Euroopan unioni auttaisi vihdoin ja viimein Kreikkaa silloin, kun sen rajat asetetaan kyseenalaiseksi Turkin taholta. Me tarvitsemme Euroopan unionin tukea ja apua Kreikalle, jotta todella Kreikan rajoja, jotka ovat samanaikaisesti myös unionin rajat, kunnioitettaisiin. Me tarvitsemme teiltä selkeän merkin, herra pääministeri, täällä Euroopan parlamentin edessä. Tämä olisi viesti myös presidentti Erdoganille. Kiitos. Micro, please. Ah. It is on. Now it's on. Äh, kiitoksia puhemies, arvoisa äh, pääministeri Sipilä

joka teille kaikille myönnetään. Muutoin täytyy sitten katkaista mikrofoni. Meillähän on äänestykset tulossa. Edustaja Byhner, olkaa hyvä. Kiitoksia. Arvoisa pääministeri, yli yhden vuoden ajan teidän hallituksenne on estänyt yhdessä Ranskan ja kahdeksan muun valtion kanssa kaikki edistysaskeleet, jotka kohdistuvat valvontateknologian viemiseen diktatuureihin. Viime vuonna teidän hallituksenne yhdessä muiden kanssa on äh, ottanut kantaa äh, ihmisoikeuksia vastaan tässä suhteessa. Me täällä Euroopan parlamentissa olemme yli 92 prosentilla äänestäneet sen puolesta ja yhdessä komission kanssa olemme esittäneet ehdotuksen, jonka avulla ihmisoikeuksia suojataan –

Edustaja Tsiku. Eh, president. Kiitos puhemies. Minulla olisi kaksi aihetta, jotka haluaisin esittää Suomen pääministerille, jota haluan kiittää. Toinen liittyy unionin ulkopolitiikkaan ja siihen, miten Venezuelan suuri kansa kärsii näinä hetkinä kovasti. Minun mielestä Täytyy puolustaa demokratian, rauhan tarvetta ja sitä, että kansojen täytyisi voida elää äh, vapaasti. Kyse on myös kansalaisoikeuksista. Pyydän äh, Suomen pääministeriltä mm, mikä on hänen kantansa tilanteeseen? Katsooko hän, että Kaido tulisi tunnustaa myös äh, Suomessa legitiimiksi Venezuelan presidentiksi? Ja toinen tärkeä aihe on antidumppaus, epäreilu kilpailu ja kansainvälinen kauppa. Meillä on ollut mahdollisuus saada hyviä tuloksia aikaan. Yritykset kuitenkin tarvitsevat vielä enemmän apua. Kiitos. Honorevole Zoana. Edustaja Zoana, olkaa hyvä. Micro, please. Micro. Domnule prim-ministru, Mă bucur că ne aflăm astăzi aici, în această... Pääministeri, olen iloinen, että olemme tänään käymässä tätä keskustelua ja te Suomen pääministerinä, minä Euroopan parlamentin jäsenenä, joka edustaa sitä maata, joka tällä hetkellä on neuvostossa puheenjohtajavaltiona. Totean tämän, koska aika lailla on tapahtunut poliittisia skandaaleja teidän lausuntonne takia. Totesitte, että olette valmis tarttumaan puheenjohtajan tehtävään äh, Bulgarian jälkeen ja meidät hypättäisiin ylitse. Varmaankin Romanian presidentin lausumat johtivat teitä tässä harhaan, mutta täytyy tietää, että vain hallitus on vastuussa puheenjohtajakauden hoitamisesta neuvossa, neuvostossa. Eli ainoa taho, jonka kannat täytyy ottaa huomioon, on Romanian pääministeri. Olen vakuuttunut, että nyt muutama kuukausi tämän epäsopivan lausunnon jälkeen olette muuttanut näkemystänne. Ja kun kuukausi on kulunut, kun olemme toimineet puheenjohtajana, olemme jo käsitelleet lukuisia tärkeisiä kysymyksiä. Haluaisin kuitenkin tuoda teille jatkuvuuden viestin. Olen vakuuttunut, että varmasti jatkatte niitä hankkeita, joita Romania omalla kaudellaan käynnistää. Kiitos. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine Sipila, slažem se s vama da Unija želi li u svojoj vanjskoj... Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä pääministeri Sipilä oli samaa mieltä, että Euroopan unioni voi viedä eteenpäin tiettyjä arvoja omassa ulkopolitiikassaan, mutta mm, me emme kuitenkaan aivan sattumanvaraisesti saa ottaa esille näitä arvoja, ottaa mukaan sellaiset, jotka tulee tietyiltä pieniltä ryhmiltä. Näiden arvojen tulee nimittäin olla yhteisiä. Sellaisia arvoja, jotka puuttelevat kaikkia. Se, että jotkut jäsenvaltiot pakotetaan hyväksymään tiettyjä talousmalleja ei ole hyväksyttävä asia. Euroopan unionin arvojen täytyisi olla sellaisia, että ne tulevat meitä lähemmäksi eikä niitä pidetä sanktioina. Me emme kuitenkaan ole yhtenäisiä monimuotoisuudessamme, niin kuin mottomme sanoo. Me olemme erilaisia. Meidän tulee se hyväksyä ja

teknologinen digitaalinen vallankumous ja energiavallankumous. EUn täytyy kohdata nämä haasteet. Energiavallankumous, kun tulee todella vaikuttamaan muutavalla tavalla meidän elintapaamme, miten kulutamme, miten matkustamme, meidän pitää olla kunnianhimoisia, kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Se on tämä suuri haaste, joka ihmiskunnalla on. Tällä vaalikaudella, parlamenttikaudella on otettu tärkeitä askeleita eteenpäin, jotta Eurooppa saadaan tämän energiasiirtymän johtamaan vaikuttajaksi, jotta se johtaa vähähiilisyyden tiellä ja pyritään saavuttamaan nämä ilmastotavoitteet. Mutta me emme voi laskea kunnianhimon tasoa, koska haaste on todella merkittävä ja reaktion pitää olla johdonmukainen. Käy. Edustaja Lukaczewska, olkaa hyvä demokracja ja praworządność podstawy. kiitos puhemies demokratia on se perusta jolle euroopan unioni rakentuu Tätä perustaa jatkuvasti yritetään nakertaa, mutta sisämarkkinat ja ihmisten palveluiden tavaroiden vapaa liikkuvuus niin ikään ovat tärkeitä. Näitäkin vapauksia halutaan nakertaa. Vaikkakin Suomi on Euroopan unionin laita-alueella ja rekka tarvitsee viisi päivää tullakseen Suomeen jostakin toiselta laidalta Eurooppaa. Transportu międzynarodowego Edelleenkin Suomen MEPit ovat äänestäneet niin, että delegoiduista säännöksistä jätetään pois liikkuvuuspaketti. Minulla olisi kysymys teille. Ettekö katso, että tukemalla neuvoston ratkaisua, jota nyt on ehdotettu, voisi te mahdollisesti olla mukana rajoittamassa ihmisten oikeuksia, taloudellisia oikeuksia? Näin ei suinkaan poistettaisi taloudellisia esteitä, vaikkakin olette sanonut, että näitä esteitä tulisi poistaa. Monet PK-yritykset joutuvat esimerkiksi lopettamaan toimi, toimintansa ja kuluttajat, mukaan luettuna suomalaiset kuluttajat, joutuvat maksamaan tästä kalliin hinnan, kun rajoitetaan palvelujen saatavuutta. Edustaja Krapiini, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä pääministeri. Olen samaa mieltä kanssanne hyvin monista asioista. Puhuitte kohesiosta, yhtenäismarkkinoista, oikeusvaltioperiaatteesta. Ja tässä kohdin, pääministeri, haluaisin viitata teidän maahanne. Totesitte, että meidän ei tulisi tehdä kompromisseja oikeusvaltioperiaatteessa, mutta teidän maassanne on sellaisia lakeja, joita ei sovelleta. On perheitä, joiden lapset, 12-vuotiaat, jotka Suomen lainsäädännön mukaisesti voivat edustaa itseään oikeus tuomioistuimessa ja voivat valita vanhempansa, heitä ei kuunnella. Ja teidän eh, toimielimissä niin tapahtuu todellisia kauheuksia. Olen kirjoittanut teille kirjeen. Mitä niille toimittu? Miten voitte vaatia oikeusvaltioperiaatetta, kun Euroopan kansalaiset Romanian kansalaisilla ei ole samoja oikeuksia kuin Suomen kansalaisilla? Haluaisin tähän ihan selkeän vastauksen.

Pääministeri, kiitoksia, että olette paikalla ja puhutte. Eikö puhutte Suomesta onnellisena maana 25 vuoden jälkeen EU-ssa? Se on vain yksi prosentti kuitenkin EU-väestöstä. Te puhuitte historiasta. Lainaisin yhtä perustajajäsentä, Belgian pääministeriä Paul-Henri Spake, joka hän sanoi, että ei ole totta, että unioni sekoitus pieniä ja suuria valtioita. Me olemme kaikki pieniä, kun ajatellaan maailman haasteita. Vain jotkut maat eivät tätä vielä tiedä. Niin, te puhuitte haasteista, turvallisuudesta, puolustuspolitiikasta. Se on merkityksellistä, kun ajatellaan Suomen menneisyyttä neutraalina maana. Mutta puhuitte maahanmuutosta, teidän pitäisi voittaa populismin äh, houkutukset ja pitäisi vapauttaa tämä Dublinin asetus niin kuin kansalaiset ovat vaatineet EU:ssa. Tässä tarvitaan yhteistä politiikkaa ja solidaarisuutta, mitä tulee maahanmuuttokysymykseen.

puheenvuoron saa pääministeri Sipilä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, and thank you. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia kysymyksistä. Suomessa olemme tottuneita tämänkaltaisiin kyselytunteihin. Joka torstai nimittäin kello neljä iltapäivällä meidän eduskunnassamme on kyselytunti ja kaikkien ministerien täytyy olla paikalla. Ja me, näin olemme tähän kaikkein tottuneita. Mutta me vastaamme heti kysymyksen jälkeen. Nyt meillä on tässä liuta kysymyksiä, johon pitää yhdellä kertaa vastata. Te, siis yhteenvetoa pääkohdista. Ensinnäkin koulutus. Koulutus ja tasaveroinen koulutus on hirvittävän tärkeä asia Suomelle. Yksityiskoulu on paras koulu, eh, anteeksi, valtion koululaitos on paras sekä köyhille että rikkaille niin Suomessa kaikki lapset käyvät samaa koulua. Meillä on maailman parhaat opettajat. Ja meillä on haasteena kouluttaa noin miljoona suomalaista seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja minun käsittääkseni tämä sama haaste kohdistuu kaikkiin Euroopan unionin maihin. Tekoälyn ja työelämän muutosten seurauksena. Ilmastonmuutos, kiitoksia siitä, että tuitte puhettani ja kaikkia niitä kysymyksiä, jotka otin siinä suhteessa esille. Arktiset kysymykset ovat Suomelle erittäin tärkeitä. Erityisen huolistamme olemme mustasta hiilestä. Kyseessä on konkreettinen asia, josta voimme neuvotella myös Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa jotka eivät ole mitenkään innokkaasti tukemassa ilmastonmuutostoimia. Tarvitsemme myös tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Se on tar- tärkeää tällä alalla. Puolustusyhteistyössä olemme tukeneet puolustusyhteistyötä ihan alusta lähtien ja minusta siinä saavutettu edistys on ollut aivan erinomaista. Esitettiin kysymys Turkista monimutkainen asia, NATO-maa ja oikeusvaltioperiaatteen kehittyminen tuossa maassa huolestuttaa meitä paljon. Samoin Kreikan ja e, Kyproksen tilanne. Romanian kohdalla olen ollut jatkuvasti varma siitä, että Romania hoitaa puheenjohtajakautensa erinomaisesti se on nyt jo saatu nähdä. Venezuelasta tuemme täysin sen demokraattista kehitystä ja vaaleja. Humanitaarinen tilanne maassa on todella huono tällä hetkellä ja olen varma, että Suomi seuraa kaikkea sitä, mitä me Euroopan unionissa päätämme aika monta kysymystä suomeksi, joten lopuksi vastaan vielä suomeksi. Kestävä metsänhoito. Suomessa käytetään puun kasvusta 70-80 prosenttia ja Suomen metsät, metsä, metsät kasvavat koko ajan enemmän kuin käytämme puuta. Puuta käytetään koko ajan paremmin tehokkaammin myöskin sillä tavalla että hiili sitoutuu pitkäksi aikaa niihin tuotteisiin joita teemme metsistä ja puista. MFFstä kysyttiin täällä, täällä useamman kerran. <clears throat> Tulevana puheenjohtajamaana olen, olen aivan varma näiden käymieni kollegakeskusteluiden perusteella siitä, että tulemme löytämään kompromissin missä tämä perinteinen eu politiikka ja uudet haasteet pystytään sovittamaan yhteen. emme ole olleet siellä kaiken tiukimmassa prosentin liikkeessä vaan meillä on, on jouston varaa myöskin kotimaisessa kannassamme ja puheenjohtajana tulemme löytämään siihen ajallaan oikean ää, ratkaisun. Ää, täytäntöönpanosta ää, puhuin paljon tuossa puheessani ja, ja ja meillä Suomessa on tapana, että kun yhdessä sovitaan jotakin, varsinkin tällaisella joukolla, niin sitten me teemme osuutemme siitä, siitä yhdessä tehdystä päätöksestä välittömästi ja, ja tästä varmasti meillä on, on tarpeeksi näyttöä. So the implementation is, is a uh, key issue. Näin täytäntöönpano on siis avainasemassa, kun valmistelemme näitä päätöksiämme huolella ja sitten täytäntöön panemme kaiken tehokkaasti. Tämä on varmasti se pääviesti puheenvuorostani. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä oli todellinen ilo saada olla täällä paikan päällä. Erittäin mielenkiintoinen ja mukava keskustelu. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Herra pääministeri, kiitos teidän vastauksistanne ja kiitos kannanotosta Venezuelan tilanteeseen liittyen. Keskustelu päättyy. Siirrymme äänestyksiin. that that was euh, Hyvät kollegat, aloitamme äänestämisen. Une minute, monsieur Castaldo. Je suis prévenu. Edustaja Castaldo, yksi minuutti. Olen pannut puheenvuoropyyntöni merkille, mutta Tätä ennen vielä ensin korjaus. Otamme vastaan Kasakstanin parlamentin valtuuskunnan. Meillä on ilo saada vieraiksemme diplomaatti äh, Lehterille Kasakstanin valtuuskunta. Muktar Erman on valtuuskunnan johdossa. La délégation est ici à Bruxelles pour... Valtuuskunta on täällä Brysselissä ja osallistuu 16. Kasakstan äh, parlamentti yhteisvaliokunnan kokoukseen. Käymme vuoropuhelua ja teemme yhteistyötä ja meillä on kunnia äh, olla isäntinänne tänään. Olemme molemmat sitoutuneita ihmisoikeuksiin ja pluralismiin politiikassa, ihmisoikeuksiin. Euroopan parlamentin nimissä haluan toivottaa teille hedelmällistä äh, kokousta ja hyvää, mukavaa oleskelua täällä Euroopassa. Halusitteko käyttää puheenvuoron? Arvoisa edustaja, olkaa hyvä. Uh, yes, uh, thank you. Kiitoksia, hyvä puhemies. Sääntö 11 osa 3. Poliitikon mukaan Elmar Brock arvostettu kollegamme pitää tarpeellisena saada lisärahoitusta vierailijaryhmiltä. Vaikuttaa siltä, että hänen palkkansa ja muut palkkionsa eivät ole hänelle riittäviä. Siitä syystä ehdottaisin, että tehdäänpä kolehti Brokille. And I would like to set... Ja haluaisin tässä aloittaa tämän ja voin itse lahjoittaa viisi senttiä Viisi on tiemiä, joku ei tätä ymmärtänyt. Intervention. Je passe la parole à... No niin, puheenvuoron saa edustaja Miranda. Olkaa hyvä. Työjärjestyspuheenvuoro. Onko sekin työjärjestyspuheenvuoro? Muchas gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin työjärjestyspuheenvuoron 22 säännönmukaisesti parlamentin työjärjestyksessä puhemies johtaa sisäisen säännöstön mukaisesti kaikkea parlamentin toimintaa ja johtaa keskustelua ja pyrkii tapaamaan normaalin toiminnan. Herra Tajanin puheenvuoro, kun hän sanoi, että on puhunut itse asiassa nimittäinen presidentti Kuaidon kanssa ja sanoi, että hän vielä Euroopan parlamentin tuu, tuen. Ja tässä hän on rikkonut parlamentin sääntöjä vastaan ja haluan virallisen vastauksen tähän. Hän jopa puhui äänestyksestä asian yhteydessä. Kuuntelimme puheenvuoronne. Ryhdymme äänestämään, mutta edustaja Castaldo, Keher Castaldo, te pyyditte puheenvuoroa ja nyt sen saatte. Olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, 180 artiklan kohdan kaksi mukaisesti, kun kyse on ryhmien perustamisesta, niin on pyydetty salaista äänestystä tarkistuksista, jotka liittyvät avoimuuteen. Eli äh, salaisuutta avoimuuteen, hieno muotoilu. Tämäkin päivä vielä koitti. Eh, nyt kyseessä on farsi, eh, todella surullinen tarina, joka asettaa parlamentin ikävään valoon. Aivan niin kuin puhemies totesi, meidän täytyy suojella myös mainettamme. Parlamentin jäsenenä täytyy suojella myös kansalaisia, jotka haluavat avoimuutta. Minä pyydän, että tässä salissa kunnioitetaan moninaisuutta ja demokratiaa ja sen takia pyydän EFDD-ryhmän nimissä ja artiklan nyt työ, puhun artiklasta työjärjestyksessämme kohdasta kaksi ja pyydän, että palautetaan valiokuntaan tämä teksti, jonka vaarana on muodostua bumerangiksi koko parlamentin maineen kannalta. Kiitos, kiitos myös tästä demokratiasta, jota osoititte ja sain ilmaista näkemykseni tässä yhteydessä. Kiitos. Me pyy- kuuntelimme tämän pyynnön palauttaa valiokuntaan. Vastustaako joku tätä pyyntöä? Edustaja Kobet, olkaa hyvä. Yes, I... Niin, minä todellakin haluaisin vastustaa tätä. Tämä edessäni oleva mietintö. Sitä on keskusteltu miltein vuosi Afkossa. Meillä oli erityinen työryhmä, jossa mukana oli yksi edustaja joka ikisestä poliittisesta ryhmästä siinä työryhmässä, joka tätä valmisteli. Konsensus oli erittäin korkealla. Ja nyt siitä on tarkoitus äänestää täällä täysistunnossa ja aivan kuten kaikki mietinnöt, josta täysistunnossa äänestetään, niin voi sitten tarkistuksia me äänestämme niistä. Sitä lykättiin jo joulukuusta tammikuun alkuun, tammikuun ensimmäistä, tammikuun kakkoseen ja vähän epäilisin, että jos sitä lykätään helmikuun, niin sitten tulee ehdotus siitä, että lykätäänpä maalis, huhti ja toukokuulla. Alkaa kuulostaa vähän Theresa Mayn eh, jutulta tämä. Messieurs, nous avons eu... Arvoisat herrat, meillä on nyt pyyntö ja vasta-argumentti. Äänestämme Kastalon ehdotuksesta. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Pyyntönne, herra Kastaldo, on hylätty. Haluatteko todella tarkistaa äänestystuloksen? Totta kai, totta kai äänestys alkaa. Kastaldon pyynnöstä äänestämme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pyyntö on hylätty. Ja sitten jatkamme äänestystä. Äänestämme tarkistuksesta. Monsieur Brock, on a commencé le... Edustaja Brock, äänestys on jo käynnistynyt Korvetin mietinnöstä. Niin, edustaja Brock, kuunnelkaapa minua. Okei, okay. Monsieur Brock... I... Edustaja Brock, olkaa hyvä. 30 sekuntia. Frau Präsidentin. Hyvä puhemies. Kollegan syytökset joista hänen pitää kyllä tulevaisuudessa pyytää anteeksi. Toiseksi tiedän, että vastaus minun puhu- tämä oli vastaus minun puheenvuoroni Brexit-keskustelusta. Aina silloin, kun tilanne menee epämukavaksi, silloin henkilöä loukataan henkilökohtaisesti. En usko, että minä olen koskaan altistanut Euroopan unionin tai Irlannin asemaa tällaisen henkilön takia, että olisin ottanut rahaa epäasiallisesti. Sitten äänestämme edustaja Corbettin mietinnöstä. Ensin äh, vastuuvaliokunnan tarkistukset kokonaisuutena puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 20, kolme osa. Ensimmäinen osa, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ehdoton enemmistö. Toinen osa. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. S'il vous plaît, mes chers collègues. Hyvät kollegat, kolmas osa. Emme keskeytä. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35. Tarkistus 35. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37. nimenhuuto Äänestys äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 38. äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41D. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. äänestys tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Yksinkertainen enemmistö puolesta äänet vastaan tyhjää. Tulos ei ole selvä. Hyvät kollegat, tarkistetaan koneella. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan 68. Tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelut. No, se pas adopté. Il fa... Ei ole hyväksytty. Tässä tarvitaan määräenemmistö. Eh, ja sitten tarkistus 13 kahdessa osassa, nimenhuutoäänestys, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 86 ja 87D nimenhuuto Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tässäkin tarvittiin tietty määrä ääniä, enemmistö. Hyvät kollegat, kaikissa näissä tarkistuksissa tarvitaan määrä enemmistö paitsi 11 ja loppuäänestyksessä. Sitten 88 nimenhuuto Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 81 äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 32. Ei, vaan pahoittelut, sanoo puhemies uudestaan. 73, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 84D ja 85D. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Y- hyväksytty, sanoo puhemies. 89 korjattuna nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten yksinkertaisen enemmistön äänestys päätösluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Selimovicin mietintö aiheena unionin tullikoodeksi. Tarkistus yksi, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely näin päättyy. Ja sitten Sikerskin mietintö. Suoria tukia käsittelevä aihe. Yksi ainoa äänestys. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa päättyy. Ja sitten Hannibalin ensimmäinen mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen Hannibalin mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas Hannibalin mietintö Honduras. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs Hannibalin mietintö, Valko-Venäjä ja niin edelleen. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten edustaja Pongan mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Marineskun mietintö, vuosikertomus 2017 ja niin edelleen. Nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Fedelleen mietintö EU-aluetunnuksesta. Nimenhuuto äänestys, 46 tarkistus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely näin päättyy. Ja sitten Gualtierin mietintö. Nimenhuuto äänestys tarkistuksesta kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ensimmäinen käsittely parlamentissa näin päättyy. Ja sitten vastalauseet, muuntogeeninen rap 2, MS8, RF3 ja MS8, äh, RF3. Minua ohjeistettiin sanomaan nämä numerot. Äh, nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten vastalause muuntogeenisestä maissista 5307, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten vastalause muuntogeenisestä maissista MON 87403, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä vastalause muuntogeeniseen puuvillaan liittyen GHB 614 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Merci beaucoup. t'en Passiamo ora alla proposta di risoluzione. Ja sitten yhteinen päätöslauselma neljältä ryhmältä Venezuelan tilanteesta. Gonzales Pons pyytää puheenvuoroa, olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia, puhemies. Sen jälkeen kun laadimme päätöslauselman, yhteisen päätöslauselman, Ronaldo Rodriguez, Jose Salas, Batista de Montier, Piet Gallet, Gonzalo Dominguez, Leonardo Munoz, Mauren Barriga, ovat joutuneet vankilaan pidettyksi. He ovat kaikki journalisteja Venezuelassa, jotka tekivät kahdelle eh, tiedotusvälineelle työtä Euroopassa. Espanjalaisten uutisten mukaisesti tällä hetkellä he ovat salaisen palvelun käsissä. Me puolamme sitä kantaa, jota täällä on ennenkin puolustettu kaikki puolamme ilmaisun vapautta, ja Kaikki puolustamme sitä, että tiedotusvälineet voivat informoida vapaasti asioista, koska me kaikki uskomme, että tiedotusvapaus on demokratian ydinasia. Tämän takia mitä pyydämme muiden ehdotojen kanssa, että lisätään uusi kohta kohdan neljä jälkeen, neljä a jossa sanottaisiin tuomitsee journalistien pidätykset, jotka ovat käsitelleet Venezuelan tilannetta ja ve- vetoavat sen puolesta, että he, he eivät vapautettaisiin välittömästi. Kiitoksia. Kiitoksia. Ci sono parlamentari che si oppongono. Vastustavatko parlamentin jäsenet tätä suullista tarkistusta? Se si oppongono si devono alzare. Almeno... Täytyy nousta ylös. Vähintään 40 jäsentä täytyy nousta. Jollei vastustusta ole, äänestämme. Kuka kannattaa tarkistusta konsalispontsin esittämänä? Vastaäänet. Tyhjää. Hyväksytty. Kohdan viisi jälkeen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätöslauselma nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Päätöslauselma on hyväksytty. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. Niin, tämä koskee äh, presidentin, äh, Venezuelan väliaikaista presidenttiä. El Parlamento Europeo es la primera institución Euroopan Euroopan parlamentti on ensimmäinen, joka tunnustaa tämän ja pyydetään jäsenvaltioita korkea edustaja toimimaan samoin mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan yhtenäinen vahva kanta tilanteesta. Ja sitten päätämme äänestykset äh, edustaja Reimonen mietinnöllä kilpailupolitiikasta. Ensin. Niin, mitä siellä tapahtuu? Puoli minuuttia. Venezuela. Venezuelan <clears throat> jälkeen on myös toinen maa, joka rikkoo ihmisoikeuksia eikä ole demokratiaa. Se sortaa naisia, ja leikkelee palasiksi toisin ajattelijoita. Se on Saudi-Arabia. Toivottavasti äänestän tätä samalla tavalla myös, kun se koskee Saudi-Arabiaa. Siellähän on öljyä. Meidän täytyy saada siellä hallinto muuttumaan. No hyvä. Tämä huomautus on kirjattu ylös. Ja sitten Reimonin mietintö, kohta kaksi alkuperäisestä tekstistä. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Ja sitten tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Tarkistus neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kohta neljä, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 28 alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys, tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 40, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 41. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 1. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten kohta 76. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 78. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 82. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nimenhuutoäänestys. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten päätöslauselma kokonaisuutena. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Älkää ottako vielä korttejanne. Hyväksytty. Kiitos hyvät kollegat. Ja sitten äänestysselitykset pienen hetken kuluttua. <laughs> Hyvät kollegat, kuuntelemme äänestysselitykset pienen hetken kuluttua. Pyydän kaikkia nyt siirtymään esimerkiksi toiseen paikkaan, mutta mahdollisimman nopeasti niin, että puheenvuoroja voimme ryhtyä kuuntelemaan. Ensin Corbettin mietintö, olettaisin, että aika monella on puheenvuoro tästä aiheesta. Pyydän teitä tyhjentämään käytävät mahdollisimman nopeasti. Edustaja Kastaltokin valmistautuu siellä. Monsieur Calsaldo, ne partez pas, vous allez prendre la parole. Älkää lähtekö, edustaja Castaldo, saatte heti puheenvuoron. Tant pis. Non Okei, okay, hyvä. Très bien, nous allons passer... No hyvä. Sitten äänestysselitykset. Ensin edustaja Kovetin mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta. Edustaja Castaldo ei siis käytä puheenvuoroansa. Edustaja Golnish, onko hän paikalla? Monsieur Castaldo, vous prenez la parole? Edustaja Castaldo, käytättekö sittenkin puheenvuoron? Pardon, monsieur monsieur... Edustaja Golnish, pahoittelen. Castaldo palasi saliin, eli minuutti vielä kestää. Olen pahoillani, puhemies. Halusin vain ilmaista, että olen äärimmäisen tyytyväinen ryhmäni puolesta, että maalaisjärki vallitsi tässä salissa. Korbettin mietintö sisältää tiettyjä hyviä toimia, jotka otetaan käyttöön jatkossa, mutta – tässä on kaksi vakavaa riskiä. Toisaalta avoimuusongelma on tarkistuksia, joihin voidaan yhtyä tähän suuntaan, mutta sitten kansanpuolue ilmaisi tahtonsa toteuttaa salaisen äänestyksen ja näimme, että salainen äänestys meni myös lävitse. Tämän lisäksi täytyy muistaa tunnettu aihe, väärinkäyttöön liittyen, eli enemmistö käyttää valtaansa väärin. Olemme nähneet, että tämä kanta ei kuitenkaan saanut ehdotonta enemmistöä tuekseen ja kollegat halusivat pitää kiinni demokraattisen edustuksen ja pluralismin periaatteesta. Eli ei haluta antaa vanhoille ryhmille kaikkea valtaa. Tavu. Edustaja Golnish, olkaa hyvä. Monsieur Golnish. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Kolmen vuoden ajan olen todistanut, kuinka jatkuvasti vähemmistön oikeudet kärsivät e, täällä parlamentissa, joka on tällainen johtohenkisempi, poliittisesti korrektimpi, joten tämä toimielin, joka puhuu vain vähemmistöjen oikeudesta, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta, siitä miten taataan, taataan vapaudet ja harjoittaa sitä itse sisäisesti varsin vähän. Täällä on puute tässä korvissa, on täysi äh, infantilismi infantilismia ja esitän kaikenlaisia syytöksiä aivan äh, sukupuoliteorian mukaisesti. Nyt me joudumme käymään tällaisilla kursseilla kouluttautumassa. Saamme tietää, että seksuaalinen häirintä on niin väärin. Joudumme allekirjoittamaan äh, julkilausumia. MEPit eivät enää pysty tapaamaan keskustelukumppaneitaan ilman, että tämä heti julkistetaan avoimuuden nimissä haluaisin huodahtaa avoimuus. Minkä rikoksen sinun nimessäsi olemme tehneet? Tämä parlamentti tästä tuossa esikoulu, peruskoulu. Olin kyllä iloinen, kun täältä pääsen. Edustaja Palmer, yksi minuutti. Kiitoksia kovasti. Minä kannatan tätä mietintöä, jonka kollega Richard Corbett esitti. Kannata kaikkia suosituksia, erityisesti niitä, jotka koskevat käytännössääntöjä jäsenille ja nämä suositukset parlamentaarisiksi kysymyksiksi, että niihin pitäisi vastata kuuden viikon sisään. Vastauksena äh, kysymykseen kysyi komissiolta tästä asiasta viime vuonna. Vain 32 prosenttia komissiolle esitetyistä kirjallisista kysymyksistä vastattiin tämän kuuden viikon sisään. En tiedä, missä nyt komission jäsenet kävivät koulunsa, mutta eh, varmaan ihan kenen hyvänsä mielestä 32 prosenttia oli mikään hyvä taso. Kyllä komission täytyy kyetä parempaan. Eli Toimintavälisessä keskustelussa tämä on asia, johon parlamentin täytyy ottaa voimakkaasti kantaa. Kysymykset ovat tärkeä mekanismi meille jäseninä pitää komissiota vastuussa. Näin 32 prosenttia viime vuonna ei ole riittävästi. Kuuden viikon raja on tärkeä säilyttää. Bilbao Barandica. Edustaja Bilbao Barandika, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen mietinnön äänestystuloksesta, koska että Euroopan, minusta tuntuu, että teknisesti tämä on huonosti laadittu ja poliittisesti tässä rajoitetaan oikeuksia. Tästä en mitenkään voi hyväksyä. Mielestäni tämä on teknisestikin huono ehdotus, koska käsitteet oli aivan sattumanvaraisia. Myös määritelmä siitä, mitä tarkoittaa johdonmukaisuus, ideologinen johdonmukaisuus ryhmissä. Tätä ei voida mitenkään kunnolla analysoida tai se kestä mitään analyysiä. Sitten, jos tätä soveltaa johonkin ryhmiin, jotka jo toimivat täällä ryhmässä, parlamentissa tämä johtaisi välittömästi ryhmän hajauttamisen tässä äh, estetään äänestysvapaus mm, ja sitä oikeutta vastaan rikotaan pitäisi todellakin selittää sellainen sääntö, joka tämän voi perustella. Olen itse demokraatti, uskon oikeusvaltioperiaatteeseen ja jotka eivät ole tällaista, pitävät kyllä tällaisista välineistä, jotka ovat niin epä, epämääräisiä ja epämääräisiä määritelmiä. Silloin aina hyökätään tällaisten eh, sääntöjen kautta demokratiaa vastaan. Edustaja Maria olkaa hyvä. Kirja Kiitoksia, hyvä puhemies minä haluaisin, että pöytäkirjaan merkittäisiin seuraavaa. Tämä mietintö, mm, sitä haluaisin sanoa, että tässä politiikka on epäonnistunut, koska haluttiin viedä läpi omia näkemyksiä ja päättää siitä, missä, mm, mm, missä yhteyksissä luodaan poliittisia ryhmiä tai poliittisia puolueita. Eihän se ole sellainen asia, jonka täysistunto voi määritellä. Sanoin tämän jo eilen. No nyt meidän täytyy saada aikaiseksi parannuksia tietysti säännöstön, varsinkin siihen valvontaan, jota puhemiehistö suorittaa. Ja Euroopan parlamentin puhemiehistöhän valvoo sitä, ovatko nämä kysymykset oikeita ja hylkää niin joskus. Sitä ei voida hyväksyä ja se pitää lopettaa. Edustaja Faria, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänsin työstyksen muutosten puolesta, koska olen sitä mieltä, että ei voi olla minkäänlaista ideologiaa täällä parlamentissa ja hankkeita jäsenvaltioiden pitää noudattaa demokratia- ja yksilön vapauksia. Haluaisin suurempaa avoimuutta, valmiutta antaa tietoa suhteista parlamentin jäsenten kohdalla silloin, kun kyse on tekstien laatimisesta ja minkälainen yhteys heillä on kansalaisyhteiskuntaa. Pitää kuunnella kaikkia mielipiteitä, kaikkia ääniä, ottaa huomioon erilaiset mielipiteet EU-ssa, taata ja puolustaa asioita, joiden takia meidät on valittu, pitää, eh, ei pidä edistää tietenkään korruptiota ja pitää puolustaa demokratiaa, mutta että Eurooppa on kärsinyt mielestäni näissä kysymyksissä liikaa. Edustaja Kelly. I'm pleased to support the... Kiitoksia. Mielen tuen niitä tarkistuksia, joita on esitetty tähän hyvän ystäväni Richard Corbettin tekemään kysymykseen. Vaikka meillä olikin äh, kaksi salaista äänestystä. Ja tästä kaikesta huolimatta haluan tehdä ihan selväksi sen, että lainsäädännön jalanjälki esittelijöillä, varjoesittelijöillä ja puheenjohtajilla lisäavoimuus yleistä kulukorvauksesta on erittäin tärkeää. Olen jatkuvasti ottanut tähän kantaa äh, myös sosiaalisessa mediassa. Meidän täytyy sitoutua avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen kautta instituutioiden. Avoimuus lisää luottamusta kansalaisten keskuudessa ja mahdollistaa sen, että nämä voivat uskoa omiin edustajinsa. Haluan myös, että kirjataan ylös, että minä en, mä olen sitä vastaan, että meillä oli kaksi salaista äänestystä. Tällä tavalla me emme toimi parlamentissa. Ja lopuksi mielelläni äänestin sen tarkistuksen puolesta, jossa kysymys on pakollisesta kiusaamisen vastaisesta koulutuksesta. Olen itse siinä käynyt ja suosittelen sitä myös muille mepeille. Kiitos. госпожо председател edustaja Kobetin mietintö on ristiriitainen. Siinä pyritään rajoittamaan demokraattisia oikeuksia. Meiltä halutaan julistuksia, sitoumuksia, joissa todetaan, mitä puoluetta me tuemme. Tämä on parlamentin sääntöjen vastaista. Onneksi ei suostuttu siihen, että parlamentti voisi päättää, onko parlamentin ryhmässä, tietyssä ryhmässä tarpeeksi yhtenäisyyttä kun isot poliittiset ryhmät pelkäävät, he, ne haluavat käyttää näitä välineitä muita ryhmiä vastaan. Thank you, Madam President, dear colleagues. Kiitoksia puhemies, kollegat. Olen samaa mieltä siitä, että avoimuusvastuu velvollisuuspäätöksenteossa on tarpeen. Kuitenkaan en voi olla samaa mieltä poliittisesta läheisyydestä sen käsitteistä täällä parlamentissa. Meillä ei ole konkreettisia kriteerejä tätä varten, paitsi se seikka, että affinity-sanalla ei ole mitään juridista voimaa. Kuten voimme nähdä tuloksista, ryhmät voivat toimia johdonmukaisella tavalla jossakin ryhmässä, niin ne on vapaus äänestää itse ja ja tähän juuri äänestäjät luottavat. Me edustamme kansalaisia, ja heidän tarpeitaan, eikä me voi puolustaa näitä, jos olen tiukasti kiinni ryhmien kannoissa jotta parlamentti on jatkossakin kunnolla demokratinen, eli meidän pitää jatkaa vapaata ryhmänmuodostuspolitiikkaa, siksi äänestin tyhjää. Merci, Monsieur Hannan. Kiitos, edustaja Hannan. Thank you, Madam Deputy Speaker. Kiitoksia, hyvä varapuhemies. Tässä keskustelussa on pikemminkin keskitytty siihen, miten vaikeutetaan pienten ryhmien elämää sellaisten, jotka asettavat kyseenalaiseksi tämän vanhanakaisen kannan. Ehkäpä kollegat ovat samaa mieltä, että tämä on ollut oikeastaan koko parlamentin teema jo pitempään. Vaikka täällä nyt puhutaan suvaitsevaisuudesta, niin täällä on kyllä paljon suvaitsemattomuutta niitä kohtaan, jotka ovat eurooppalaisen integraation vanhoja ajatuksia vastaan. Haluaisin erityisen, kiinni, erityisen kiittää huomionne työjärjestyksen kohtaan 14, tarkistuksen 14. Siinä sanotaan, että tämän säännön soveltaminen ei saa kuitenkaan poistaa parlamentaarisen keskustelun elävyyttä eikä vesittää puheenvuoroja. Se on poistettu. Se ehkä kertoo siitä, että parlamentti on ainakin pysyy samoilla linjoillaan. Kuitenkin todella huono kommentti, todella surullinen kommentti, kun katsotaan, että tämä on kuitenkin parlamentti. Täällähän pitäisi voida puhua vapaasti. Mr. Sosniac. E, upadła poprawka e, dotycząca... Kiitos puhemies. Se, että suuret ryhmät voisivat e, kontrolloida pienempiä ryhmiä, tämä tarkistus hylättiin. Äänestys kuitenkin osoittaa, että useat sadat jäsenet täällä ovat tällä kannalla. Demokraattisia uhkia näkyy kyllä Euroopassa muuallakin kuin pelkästään täällä parlamentissa. Pienet ryhmät vasemmalla ja oikealla äh, ovat uhassa. Toisaalta puhutaan ilmaisuvapaudesta ja sananvapaudesta, mutta jälleen kerran sitä rajoitetaan tässäkin salissa. Ei tarvitse puolustella omia tekemisiä valitsijoille, koska meillä on täällä sisäiset valvontamenettelyt, jotka todella taistelevat avoimuutta vastaan avoimuushan voi toimia myös soron välineenä, ja tätä emme voi hyväksyä missään nimessä. Historiassa enemmistö aina haluaa vähemmistöä valvoa ja kontrolloida. Näin on ollut. Eli poliittisia vastustajia halutaan nöyryyttää. Minun mielestäni vihapuhe äh, nyt äh, on laajennettu koskemaan myös äh, miehiä vastaan kohdistuvan puheeseen. La parole est à monsieur Polčák. Edustaja Polčák, olkaa hyvä. Kiitos, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval pro mm, tento... Kiitoksia, hyvä puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta ja haluaisin selvittää, miksi näin tein. Erityisesti haluaisin vastata Shoshnieshille siitä, mitä hän sanoi vihapuheesta. Minä äänestin sitä tarkistusta vastaan, jossa pitäisi osoittaa suurempaa kunnioitusta parlamentaikkoja kohtaan, kun puhuvat täysistuntosalissa. Minusta tietenkään en usko, että meidän pitäisi ryhtyä puhumaan vihapuhetta, mutta haluaisin viitata tuomioistuimen päätökseen, vaikka en ole aivan samaa mieltä siinä. Tiedän, että Shoshnish on korvannut Korvin Mikken ja olemme saaneet kuulla niin paljon loukkauksia Korvin Mikkeltä, että meidän täytyy ottaa huomioon tuomioistuimen päätös ja siitä syystä en tukenut tätä nimenomaista tarkistusta. En aio mennä tässä sen kummen yksityiskohtiin, mutta minusta meidän täytyy kuitenkin pitää keskustelumme maltillisena. Edustaja Havas. Madam President, I'm happy. Puhemies. Olen tyytyväinen ehdotuksiin mietinnössä. Ne ovat, niihin, niillä pyritään hyvään, erityisesti kun ajatellaan tapaamisia edun ajajien kanssa. Pelkään kuitenkin, koska olen tehnyt työtä julkisella sektorilla, että tämä osoittautuu hyödyttömäksi ja tehottomaksi. Ja lisäksi pelkään sitä, että tämä saa helposti väärinneltyä tietoa julkiselle foorumille, jos ihmisillä on vääriä pyrkimyksiä. Ja vetoaisin puheenjohtajakokoukseen, että tätä asiaa pidettäisiin silmällä Lisäisin vielä näkemykseni siihen, mitä herra Palma sanoi siitä, että täytyy eh, vastaan nopeammin näihin kysymyksiin. Mitä tulee poliittisen ryhmien kysymyksiin, me tiedämme kyllä kaikki, että JYKIPin kaltaiset ryhmät ovat väärinkäyttäneet tällaisia sääntöjä, on ihan oikein estää niitä, mutta pelkään sitäkin, että tämä ei toisi niitä tuloksia, halutaan. Mitä tulee sitten salaiseen lipuäänestykseen avoimuuskysymyksestä? Pyydän. Tämä on absurdia. Minä tuen niitä de vote euh, du rapport de monsieur. Ja Marineskun mietinnöstä äänestysselitykset. Edustaja Soidrova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, madame présidente. Kiitoksia, kiitoksia, hyvä puhemies. Meillä ei ole tietoa Euroopan unionin rahoitusuutisista. Se ei ole mikään tyhjä lause, vaan meidän tavoitteenamme on nimenomaan valvoa sitä, että eurooppalaisia julkisia varoja käytetään kunnolla, niin että voimme lisätä kansallista luottamusta meihin. Tsekin tasavaltaa epäillään varojen väärinkäytöstä ja tuo väärinkäytön syytös on kaikkein korkeammalla tasolla kansallisessa politiikassamme. Siitä syystä minä tuen voimakkaasti tätä taistelua, jota meidän tulee jatkaa. Saa nähdä, että Parannuksia on tehty ja nämä epäsäännönmukaisuudet ja petokset ovat lisääntyneet, siksi äänestin puolesta. Edustaja Damato, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Vuosikertomus unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ja petosten torjunnasta nostaa esille suurten lobbien aiheuttaman haitan. Kyse on tällaisesta pyörivästä ovesta ja siihen liittyvästä ilmiöstä ja mahdollisesta korruptiosta on vahva huoli, joka liittyy rahoitusvälineiden valvontaan ja välittäjiin sekä myös edunsaajien valvontaan. Yhteisön sisällä alv-petokset maksavat unionille valtavat summat rahaa joka vuosi. Vuonna 2017 on myös vastasuuntaus, joka liittyy suoriin maataloustukiin. Petostapausten keskimääräinen summa on noussut huimasti yli 200 prosentilla. kun ajatellaan petosten torjuntaa, niin näyttää siltä, että on aukkokohtia ja sen lisäksi joissakin maissa ei ilmoiteta minkäänlaisista petoksista. Miten tämä on mahdollista? Ovatko jotkut maat äh, niin pelokkaita äh, budjetin valvonnasta, että niiden talouden valvonta, taloushallinto pelkää tätä korruption vastaista valvontaa ja toimittaa sitten tietoja, jotka eivät ole totta, tai sitten eivät toimita tietoja ollenkaan? Eikö komissio katso, että olisi tarpeen julkaista myös reaktiot, joita äh, petosten torjunta herättää? jos haluamme korruptio- ja petosongelmaa vastustaa, niin silloin täytyy pitää mielessämme kansalaisten edut ja teho, tehostaa valvontaa ja niiden laatua. Täytyy noudattaa yhtäläisiä kriteerejä ja indikaattoreita ja niitä täytyy noteuttaa kaikissa jäsenvaltioissa sitovasti. Vain ennaltaehkäisevästi niin, että säännöt harmonisoidaan koko Euroopassa, tämä saadaan toimimaan ja täytyy saada tarvittavat tiedot, jotta voidaan sitten myös asiat tarkistaa tarkistaa. Suurelta osin kaikki nämä huolet on nostettu esille ja minä äänestin puolesta. Yes. Edustaja Marias, olkaa hyvä. Puhemies. Petokset, joita löytyy ALV-järjestelmästä EUn varojen käytöstä, meidän pitää valmistaa, vahvistaa petosten vastaista toimintaa. Tästä olemme samaa mieltä. Olemme tuominneet, mitä jotkut kansallisjärjestöt Kreikassa ovat tehneet, ovat käyttäneet huomattavia summia jotta ottaisivat pakolaisia. Käytännössä onkin nähty, että pakolaiset palelevat siellä talvella. Olen jo esittänyt tällaisia tuomitsevia kommentteja täällä. Meillä ei ole vielä tuloksia Olafilta tai komissioltakaan. Toinen kysymys maataloussektorin sektorilla tapahtuvat petokset. Mitä tapahtuu? tuodaan ulkomailta tuotteet ja sitten niitä leimataankin kreikkalaisiksi, vaikka albanilainen maito muuttuu kreikkalaisiksi, samoin lihatuotteet, joita tulee Skopiesta. Pitää ryhtyä toimenpiteisiin. Mitä komissio aikoo tehdä? Nyt odotamme vielä, että hyväksyttäisiin sopeutoimenpiteet. Edustaja Sojevski wprowadzanie do porządków obrad nowych punktów ad hoc niin. Uusien asioiden ottaminen esityslistalle valitettavasti usein estää sen, että voidaan käyttää todellista keskustelua niistä aiheista, jotka esityslistalla olivat alun perin. Minusta se on keskustelu, jota meidän pitäisi, jota meidän pitäisi käydä. No, säännöt ovat sääntöjä. Se, mitä halusin sanoa tästä Euroopan taloudellisista eduista, Ensimmäinen pessimistinen, toinen optimistinen kom- kommentti. Ensin pessimismi. Suhtaudun pessimistisesti säännönmukaisuuks, epäsäännönmukaisuuksien laskevaan määrään, jota on kerrottu 2,8 miljardia euroa kyseessä. Mutta olen tyytyväinen siihen, että jos verrataan tätä vuoteen 2016, puoli miljardia euroa miltei 20 prosenttia saatiin aikaiseksi kasvua. Pardonnez-moi. Edustaja Czambacki. Thank you. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, minä äänestin tätä mietintöä vastaan, koska mielestäni kansallinen itsemääräämisoikeus on äärimmäisen tärkeää, se pitää säilyttää Mietinnössä todetaan, että kaikki sääntöjen vastaisuudet, joita huomattiin 2017, osoittavat, että oli 15 230 säännönvastaisuutta. Tämä on vähemmän kuin tilanne oli vuotta aikaisemmin. On monia muitakin lukuja, jotka osoittavat, että meidän täytyy pyrkiä torjumaan korruptiota, korruptiota tehokkaammin. Se on legitiimi pyrkimys ja tuemme sitä. Tässä mietinnössä kuitenkin on joitakin johdon, ristiriitaisia kysymyksiä, esimerkiksi sellaisia asioita, jotka pyrkivät heikentämään jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta. Edustaja Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Lissabonin sopimus toteaa, että jäsenvaltioiden täytyy taistella petoksia vastaan silloin, kun ne kohdistuvat Euroopan unionin talousarvioon. Aivan niin kuin niiden täytyy taistella myös petoksia vastaan omassa talousarviossaan. Ikävä kyllä korruptio jäsenvaltioissa ei pääty rajoille, vaan se heijastuu myös EU-hun. Näin ollen kansalaisten luottamus EU-hun ja kansallisiin toimijoihin rapautuu. Toivon, että kaikki tutkintaviranomaiset lukisivat tämän vuosikertomuksen huomenna, eivätkä suinkaan päivän sanomalehteä. Tiedot ovat hälyttäviä. ALV-petokset maksavat meille noin 50 miljoonaa joka anteeksi, miljardia, korjaa puhuja, 50 miljardia joka vuosi. ALV-petoksia ei useinkaan tutkita, koska välineitä ei ole riittävästi. Me emme voi luottaa niihin ponnisteluihin, joita 28 tai 27 petoksen torjuntajärjestelmää tuottaa. Sen takia Olafilla olisi oltava paremmat keinot. Hänen. Kiitos, edustaja Hänen. Uh, thank you very much, Madam D. Kiitos, hyvä puhemies. Tämä on aivan ilmiselvä kysymys, kun suojataan Euroopan unionin taloudellisia etuja. Se tulee heti esille, kun meillä on 50 miljardin euron vaje, kun Brexit-sopimusta ei saada aikaiseksi. Tämä on nyt se tapa, jolla ihmiset haluavat mennä eteenpäin. Täysi haluttomuus osoittaa minkään kaltaista joustavuutta, joka johtaisi sopimukseen. Ja kuitenkin oli ihan hämmästyttävää huomata eilen, että samanaikaisesti Euroopan komissio olettaa, että rahat maksetaan, vaikka mitä sopimusta synnykään. Yhdistynyt kuningaskunta oli mielellään ottamassa itselle enemmän vastuuta kuin yksikään tuomioistuin oli siltä vaatinut ihan vain siitä syystä, että helpotettaisiin tulevia kauppasuhteita. Mutta jos sopimusta ei tule, niin ette se pääse sanomaan, mitä me teemme. Supercheck. Edustaja Polchak. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tuto zprávu podpořil, protože... Puhemies äänestin puolesta, koska ensinnäkin haluan ilmaista tukeni parannuksille. Siis on vähemmän säännönvastaisuuksia ja petoksia tapahtuu vähemmän. Tämä on hyvin positiivinen suuntaus, vaikkakin joskus nämä luvut laskevat tai nousevat, mutta pitkänaikaistrendi on kuitenkin myönteistä ja meidän pitää tehdä kaikkemme sen puolesta, että ratkaisemme kaikki mahdolliset epäselvät tapaukset. Haluaisin vielä sanoa, että tarkistus, jossa korostetaan tutkivien journalisten roolia, on hyvin tärkeä. On otettu esimerkiksi näitä Slovakian ja Maltan surullisia tapauksia murhatusta journalisteista ja, ja viittaan myös siihen, että on tietty vaara siinä, että poliittinen, taloudellinen ja mediavalta yhdistetään toisissa. Tsekin tasavallassa kaikki nämä kolme tekijä yhdistyvät ja siinä tapauksessa demokraattiset jarrut eivät toimi ja silloin EU pitäisi tarkastella tilannetta. Ja sitten edustaja Federlein mietintö. Edustaja Soidrova, olkaa hyvä. Madame Soidrova. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Niin, tämä mietintö on mietintö, jonka puolesta äänestin. Ja vaikka se vaikuttaa aika tekniseltä, niin se kuitenkin sisältää selkeää tukea EU-nähtävyydelle internetissä jäsenvaltiossa. Tänä päivänä Internetissä ovat paljon esillä ihmisoikeuskysymykset ja tietoturva. Ja Euroopan parlamentti on johdo, Euroopan unionin johdossa tässä alussa. Ja minun mielestäni meidän tulisi se ottaa huomioon. Meillä on paljon erilaisia taloussuhteita myös ETAhan ja silloin siksi senkin tulisi olla tässä mukana. Edustaja Strojewski, olkaa hyvä. debacie otrzymałem kilka pytań. Przede wszystkim... Puhemies, kun tämä keskustelu päättyy, minulle jäi vielä muutamia kysymyksiä mieleen. Ensinnäkin, kuinka paljon näitä äh, alueen nimiä, verkkonimiä on, verkkotunnuksia on olemassa, aluetunnuksia on olemassa. Ähm, meillä on ensinnäkin paljon äh, verkkotunnuksia, joita löytyy kaikilta eri aloilta. Kuka on vastuussa siitä, miten aluetunnukset toimivat? Mutta on yksi neljäskin asia, joka on hyvin tärkeä mainita. Meidän täytyy päästä eroon vanhentuneista laeista ja säännöistä. Meidän pitää sovittaa prioriteetit, EUn prioriteetit verkkomaailman kanssa yhteen. Sitten meidän täytyy lieventää sääntöjä koskien aluetunnusten rekisteröintiin. Ja neljänneksi meidän pitäisi tiukasti tehdä ero järjestöjen välillä, jotka rekisteröivät, ja rekisteröivät näitä ää, verkkotunnuksiaan. Edustaja Kelly, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensin onnittelut kollegalle Fredrik Fedelleille hänen tekemästään työstä mietinnön parissa. Minä äänestin mielelläni tämän puolesta. Piste EU-aluetunnukset on otettu käyttöön ja niille on todella markkinoita digitaalisessa maisemassa. Se kehittyy jatkuvasti ja on tärkeää, että järjestelmää päivitetään säännöllisesti ja säännellään myös jatkossa. Näin EUn arvoja voidaan edistää ja myös yksityisyyttä kunnioittaa kunnioittaa myös monikielisyyttä ja ihmisoikeuksia. Sen takia kaikkien järjestöjen ja kansalaisten, jotka sijaitsevat EU:ssa, pitäisi voida rekisteröidä tällainen .eu-aluetunnus. E Pakollinen kumoaminen eh, täytyisi olla mahdollista silloin, kun toimitaan eh, väärin tarkoitusperin. Ja tarvitaan myös yhteistyötä rekisteröintiviranomaisten ja muiden kanssa. Kiitos, edustaja Mamikins. Thank you very much, madam. Kiitoksia, hyvä puhemies, kollegat. Minä kannatan tätä Federleen mietintöä. Ja aluetunnus.eu e toimii oikein hyvin, mutta tärkeää on myös se, että meidän tulisi aina olla myös katsomassa eteenpäin tulevaisuuteen. Meillä on oma puitteisto, jota tulee mukauttaa EU-aluetunnus e on yhteinen identiteettimme internetissä. Siitä syystä täytyy olla varovainen sen suhteen, mitä tuon nimen piiriin kuuluu. Monikielisyys, yksityisyyden suoja, turvallisuus, ihmisoikeudet. Kaikissa näissä periaatteissa täytyy pitäytyä tämän aluetunnuksen puitteissa. Euroopan parlamentin täytyy valvoa sitä ja sen tulisi myös kyetä määrittelemään ne kriteerit ja prosessit sen rekisteröimiseksi. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitos. Edustaja Sosniets, olkaa hyvä. E, to sprawozdanie jest przykładem tego, że Unia Europejska ideologizuje... Kiitoksia puhemies. Tämä osoittaa, että EU haluaa ideologisella kaiken. EU-leima isketään jopa verkkosivuille ja se voi sitten herättää puhetta Euroopasta arvoista ja Meidän pitäisi käydä kunnollisia keskustelua todellisista asioista – Tämä on ihan säälittävää keskustelua. Kuka tahansa voi ostaa tällaisen aluetunnuksen riippumatta siitä, mistä, missä asuvat tai mitä arvoja kannattavat, monikielisyyttä esimerkiksi tai ei. Ehkä he pystyisivätkin käyttämään kaiken EU-kieli. Jos eivät, niin ehkä silloin eivät ostaisi tällaista aluetunnusta, mutta tämä on kaikki niin naurettavaa, että tämä on todella pateettista. On pakko nauraa siksi äänestin vastaan. Edustaja Maijer, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Tämä mietintö tarkoittaa sitä, että jos tulee sopimukset on Brexit, niin piste EU-tunnus häviää käden käänteessä yön yli Britanniassa. Näin käy myös julkishallinnossa. Nyt virastoa uhkaa välitön sulkeminen. Paikallishallintoon kohdistuu valtava rahoituspaine, mutta tämän viraston sulkeminen on kyllä virhe osaaminen, yhteydet ja hyvä tahto valuvat hukkaan. Kova Brexit, pehmeä Brexit, ei Brexitia lainkaan. Olen varma, että edelleenkin haluamme käydä kauppaa muiden alueiden kanssa, eli miksi täytyy sitten laittaa Itä-Englantiin suljettu lappu. Pyydän, että asiaa harkittaisiin uudelleen. Me olemme maailman johtoasemassa monilla aloilla, eli nyt täytyisi toimia oikein ja sitten toimia niin, että Itä voi kohdata muun maailman. Ja sitten Venezuelan tilanne ja äänestysselitykset siitä. Ensin Benito Siluaga, olkaa hyvä. Minuutti. Yksi minuutti. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. On kahdeksan päätöslausumaa parlamentista, jotka on jo tehty Venezuelan tilanteesta ja kahdeksan näistä ei ole tuonut mitään kriisin ratkaisemiseksi maassa kun on tunnustettu itsensä presidentti nimennyt Guaido. Te hyväksytte vallankaappauksen, joka, joka voi päättyä jopa sisällissotaan tässä on pyydetty keskustelua rauhan puolesta, niin kuin YK on pääsihteerin vaati, niin EU on kuitenkin päättänyt tukemaan Trumpia ja haluaa tästä interventionista politiikkaa. Ja tässä vain heitetään enemmän öljyä liekeille. On omituista, että itse Guaido on luvannut kutsua koolle vaalit kuuden 12 viikon aikana sitten, kun Venezuelan perustuslaki pakottaa hänet näin tekemään. Jo kolman, 30 päivän kuluttua hän ei ole mikään presidentti ja silti haluaa jo, presidenttikään, niin silti haluaa rikkoa omaa perustuslakiaan vastaan pitäisi puoltaa rauhaa ja dialogia eikä sotaa. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Äänestin vastaan päätöslauselmaa koskien Venezuela, koska ikävä kyllä jälleen kerran on sellainen EU, joka ylittää ehdottoman punaisen linja, äh, rajan kansainvälisessä oikeudessa jälleen kerran. Äh, asettaudutaan so- sodan tukijoiden puolelle, Bolsonaron, Trumpin puolelle, jotka ylistävät tätä sotilasväin tulee vallankaupasta. Tämä on todella kyynistä. Pyritään oikeuttamaan omat kannat ja vedotaan siihen, että no- noudatetaan ihmisoikeuksia. Nämä, näitä samoja kuitenkin rikotaan Saudi-Arabiassa ja Israelissa teidän luvallanne. Pitää puhua nyt suoraan. Ainoa intressi on tässä öljy Teitä ei väli, te, te ette väitä siitä, toimitaanko kädet verissä. Ainoastaan, jos teitä kiinnostaisi Venezuelan kansa, poistakaa sanktiot kauppasaarta. EU on vaarassa menettää legitiimisyytensä sen pitäisi puhua rauhan puolesta, rakentavassa hengessä, toimia kansallisen oikeuden puolesta ja YK puitteissa. Kiitos. Madame Spiraki. Edustaja Spiraki. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan parlamentti on tänään välittänyt selkeän viestin. Hän välitti sen, se välitti sen viestin Madurolle ja ihmisiltä puuttuu Venezuelasta perusoikeudet ja perusarvot. Meidän täytyy nyt viedä eurooppalaisia arvoja yhteen. Meitä yhdistävät ne, ja siitä syystä on välttämätöntä, että Euroopan parlamenttina vaadimme sitä, että väliakas presidentti ja maan johto tunnustetaan ja saadaan aikaiseksi uskottavat ja vapaat vaalit. On aivan välttämätöntä, että vaadimme neuvostoa toimimaan johdonmukaisesti välittömästi, ei epäröintiä, ei odottelua Maduron hallituksen kanssa. Me emme halua vähentää halukkuuttamme toimia. Meidän täytyy ehdottomasti kaikkien Venezuelassa ymmärtää, että heillä on me Euroopan tuki takana. Albiol Guzman, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Europea hemos votado en contra. Kue äänesti vastaan päätöslauselmaa Venezuelasta, jota EPP, ST ja liberaalit olivat esittäneet. Se on ihan selvä asia, koska tämä on Päätöslausunnossa tunnustetaan Juan Guaidolle, joka on vallanku- kaappauksen tekee Hänet tunnustetaan nyt presidentiksi ja tässä tehdään näin, koska niin kuin kaikki tiedämme, EU on todella huolissaan ihmisoikeuksista ja tämän takia se rahoittaa kidutuskeskuksia koskien Libyan muutolaisia, äh, rakennetaan muureja tai estetään se, että äh, estetään ihmisten pelastaminen merestä on todella huolissaan siis ihmisoikeusta, se on selvä asia, mutta Venezuelassa siis, ei muualla. Sitten toinen argumentti, jotta voidaan tunnustaa, että tämä valkapallon tekijä on vahva painostus, jota EU e harjoittaa demokratian puolesta. Ja tässä asiassa EUlla on eh, suosittuimmuussopimus niin Demoksemaan kuin Saudi-Arabian kanssa. Euroopan parlamentti on sitä, että sen pitää tukea henkilöä, joka on itsensä niin julistanut presidentiksi ilman vaaleja, koska Maduro on tyranni, joka tappaa kansallisen nälkeen ei niin kuin Sudanin presidentti, joka kanssa EU kyllä on allekirjoittanut useitakin sopimuksia viime kuukausina, sillä ja häntä vastaan on annettu etsintä kuulutus kansainvälistä rikostuomioistuimesta. Ja parlamentti on myös järkyttynyt, kun joidenkin tietojen mukaan kaksi miljoonaa venezuelaista ovat muuttaneet maasta. Sitä vastoin Israel se on oikeastaan lähes EU-jäsen, koska on vain 5 miljoonaa palestinalaista maanpaossa. Minä uskon, että nyt tulee kyllä aivan selväksi, että tuki Venezuelan vallankaappaukselle ei mitenkään liity öljyyn eikä EUn yhteistyöpolitiikkaan USA kanssa, eikä ollenkaan liity siihenkään, että Venezuelassa olisi hallitus, joka ei seuraa neoliberalistista ohjelmaa. Edustaja Faria, olkaa hyvä. Senhor Presidente. Votei favoravelmente esta resolução sobre Venezuela. Kiitos puhemies. Minä äänestin päätöslauselman puolesta. Olin allekirjoittajana, koska Euroopan unioni ei tunnusta toukokuun 2018 vaalien legitiimiyttä. Guaido olisi tunnustettava tilapäiseksi legitiimiksi presidentiksi. Turvaneuvosto neuvoston jäsenistä viisi on sitä mieltä, että pitäisi päästä sopimukseen, mutta Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat eivät halua sopimusta. Maduro on imperialisti, joka ei halua vaaleja pidettäväksi vielä vuosikausiin. Hänen valtionsa on korruptoitunut ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, koska eivät pysty ruokkimaan itseään ja perhettään. Täytyy olla niin, että maa voi itse määritellä kohtalonsa. Tämä parlamentti ei voi enää hyväksyä sitä, että Guaidon kansalaisoikeuksia rajoitetaan. Me vaadimme journalistien välitöntä vapauttamista, niiden eurooppalaisten, jotka eilen on pidätetty. Edustaja Sosniertz. Ja wstrzymałem się od głosu, nie chciałem... Kiitoksia. Äänestin tyhjää, koska en halunnut äänestää vastaankaan joten puolustaisi kommunistihallintoa, kuten täällä vasemmistosiin syvänpunaiset kollegat tekivät. No, joka tapauksessa halusin muistuttaa teitä Moldovasta, jossa Moldovan hallitus teki vallankaappauksen. Samoin tapahtui Sudanissa. Ja tässä nyt yhtäkkiä ollaan sitten pitämässä lainkirjaimesta kiinni. Se on ihan täyttä tekopyhyyttä. Mehän puhumme ilmaisunvapaudesta ja pyrimme rajoittamaan meppien ilmaisunvapautta. Me sorkimme joka ikistä asiaa ympäri maailmaa, vaikka me tiedä kaikkia yksityiskohtia. Emmekä kuitenkaan onnistu täällä Euroopassa toimimaan oikein. Edustaja Pirinski, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Pitäisi olla täysin selvää, että ainoa mahdollinen tapa voittaa tämänhetkinen kriisi tapahtuu dialogin kautta hallituksen ja opposition välillä. Tämä päätöslauselma, jonka juuri hyväksyimme, toimii aivan päinvastoin, estää tällaisen vuoropuhelun on toisin kuin YK pääsihteeri on peräänkuuluttanut toisin sitä, mitä tämän aamun uutisissa todettiin, että presidentti Maduro on valmis aloittamaan vuoropuhelun. Tässä on hirvittävät, todella tekopyhä. Tässä arvostellaan yksipuolisesta vaalien hallitusta eikä konsultoinut ketään silloin, kun järjestät, järjestät vaalinsa. Ja sitten täysin tuetaan toista yksipuolista toimintaa. Oppositio on julistautunut presidentiksi. Minusta tämä on järkyttävä virhe, jonka parlamentti on tehnyt, kun on te- ottanut, tehnyt tällaisen päätöksen, joka vain syventää kriisiä. Hänen. Edustaja Hannan, olkaa hyvä. Very much, madam. Kiitos, varapuhemies. Kiitokset sinne, minne ne kuuluvat. Eli tämä parlamentti on ottanut kantaa Venezuelan ja Antonio Tajanin johdolla olemme toimineet tässä visionääreinä. Kun minä itse kasvoin 70-luvulla Etelä-Amerikassa, niin Venezuelan ihmiset muuttivat. Kun Hugo Chavez vuonna 1999 astui valtaan, niin BKT oli vielä keskiarvon yläpuolella. Nyt pahin pakolaiskriisi on kohdannut maata. Yli 10 miljoonaa ihmistä jättänyt maan. Inflaatio on kymmenessä miljoonassa prosentissa vuosittain. Ja kuitenkin ihmeellistä sosialistien ja kommunistien joukossa on ihmisiä, jotka edelleenkin puolustavat tyrannia, tyrannista Maduron valtakoneistoa. Kuinka monta kertaa täytyy kokea nämä samat tapahtumat ennen kuin ymmärrämme, että sosiaalinen ongelma ei ole vain jokin, jokin täytäntöönpano-ongelma. Tarina on aina sama. Ensin puhutaan kansasta ja loppujen lopuksi on sitten sorrosta, tyranniasta ja köyhyydestä kyse. Ja sitten edustaja Reimonin mietintö kilpailupolitiikasta. Marias, olkaa hyvä. Σημαντικός παράγοντας της πολιτικής ανταγωνισμού είναι οι λεγόμενες κρατικές ενισχύσεις. Kilpailupolitiikassa tärkeä kysymys ovat valtion tuet ja tässä asiassa voidaan huomata ihmeellisiä asioita on asettu monia sanktioita, on monia sääntöjä, esimerkiksi sanktioitu mm, laivateollisuutta. Se on tuhottu jopa Kreikassa tämän takia. Pitää maksaa 310, 310 miljoonaa euroa. Tällaisen määrän telakkateollisuuden yritys joutuu maksamaan Kreikassa. Kreikassa on kuitenkin erittäin suuri kauppalaivasto, sitten taas Arko-yritys tuomioistuimen päätöksestä joutuu palauttamaan yli 130 miljoonaa euroa. Tuloksena on, että se joutuu sulkemaan ovensa. Mielestäni pitää kyllä muuttaa valtion tukipolitiikkaa. Pitää auttaa Kreikkaa näin yrityksen ei kaikkien pidä voi tarvitse palauttaa näitä summia. Taloudemme on kriisissä johtuen äh, äh, tästä tilanteesta muun muassa, joten pitää antaa Kreikan jossain määrin käyttää valtion tukia. Hyvä puhemies, tässä mietinnössä aivan oikein otetaan esille huolenaiheet niistä yrityksistä, jotka eivät ole maksaneet oikeita, oikeita osuutta, koska verojärjestelmät ovat erilaiset. Meidän tulee ehdottomasti tällainen kilpajuoksu pohjaa lopettaa. Samoin digitaalipalveluvero ehdottomasti hyödyntää Amazonia ja Facebookia ennen kuin löydämme lopullisen ratkaisun, jotta näitä kaikkia voittoja voidaan verottaa. Lisäksi hyvä puhemies, minulla on juuri huomioitu, että olen ehkä viimeinen Britannian meppi, joka koskaan puhuu Brysselissä tässä täysistuntosalissa. Haluan sanoa, että olen ylpeä saada olla kaikkein suurinta rauhan ja vaurauden hanketta nykyaikana. Hyvät ystävät eivät koskaan sano näkemiin, he sanovat vain nähdään pian. Edustaja Zdrojewski, yksi minuutti, olkaa hyvä. roczne sprawozdanie Kiitos puhemies Tällä kertaa kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus ei ollut aivan niin rutiininomainen kuin yleensä. Siinä käytettiin paljon sivuja todella vakavien kysymysten käsittelyyn. Esimerkiksi kartelli oli löytynyt eurooppalaisilta markkinoilta äh, kuorma-autoalalla. Toteaisin, että täysistuntosopimus siitä, että puututtaisiin kilpailun vastaisiin toimintoihin, esimerkiksi tällaisiin hintakartelleihin, on tavallaan vain pinnallista toimintaa, vaikkakin näyttää siltä, että ulospäin toimisimme yhtenäisesti. Meidän täytyy perustaa kilpailupolitiikkamme tasa-arvoisen kohtelun periaatteelle kaikilla aloilla, kaikkia yrityksiä koskien mukaan luettuna hiiliala. Ei voi olla niin, että tehdään sopimuksia siitä, että suuret ihmiset, tärkeät ihmiset tai suuret yritykset saavat etuoikeuttua kohtelua. Edustaja I chose to abstain on this. Puhemies, äänestin tyhjää tässä mietinnössä, koska täällä on sellaisia kohteita, jotka ovat kyllä myönteisiä, niin tämä mielestäni ylittää mietinnön kilpailupolitiikan rajat. Tässä vaaditaan täytäntöönpannaan CCCTB-järjestelmää ja halutaan poistaa yksimielisyysperiaate äänestyksistä, kun puhutaan veroista neuvostossa. Tässä on tyytyväinen, että komissio pyrkii valmistamaan sen, että, valmistamaan sen, että kilpailusääntöjä noudatetaan tehokkaasti kautta EUn ja on roh- rohkaistaan vuoropuheluun kilpailukomissaarin kanssa ja komissio pyrkii säilyttämään läheisen yhteistyön parlamentin kanssa näistä, näistä asioista. Sitten on hyvä, että komissio pyrkii lisäämään tukea pk-yrityksille ja suojelemaan niiden oikeuksia, jos on epäreiluja kauppakäytäntöjä olemassa.

käytännöistä. komissaari vestager ansaitsee tunnustusta työstään reilumman kilpailun puolesta ja siitä että kilpailulainsäädäntöä rikkoneita suuryrityksiä on sakotettu tuntuvasti. kiitos. hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minä tuin tätä mietintöä. On aika lailla selvää, että suuri osa yrityskentästä tarvitsee erityistä suojaa. Tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, tarvitsemme sisämarkkinoita, yrittäjyyttä on kannustettava, niitä henkilöitä on kannustettava, jotka haluavat tehdä työtään rehellisesti. Liikkuvuuspaketti puolestaan vastustaa reilua kilpailua, kilpailukykyä, vaan pikemminkin liiketoimintamahdollisuuksia otetaan yksiltä ja annetaan toisille. Kun puhumme tästä paketista, liikkuvuuspaketista tai Macronin paketista, niin kuin sitä myös kutsutaan, me haluamme tässä halutaan toimia niin, että liiketoimintaa siirretään Itä-Euroopasta sitten keskeisen Eurooppaan. Omassa maassani tämä tarkoittaisi yli puolta miljoonaa maahanmuuttajaa, jotka jättäisivät kotimaansa. Emme voi sallia tätä. Ja lopuksi edustaja Polchak. Odotin vielä tulkkauksen loppuun saakka. Merci, Madame President. Ja Kiitos puhemies. Haluaisin selittää, miten äänestin. Äänestin puolesta tässä mietinnössä eilen, kun keskustelimme kilpailupolitiikasta, niin sovimme silloin, että toisin kuin aikaisempina vuosina, niin tässä on paljon myönteistä tässä vuosikertomuksessa ja sitä arvostan. Toiseksi avainkysymys todella on siinä, että kilpailu sisämarkkinoilla on tässä mietinnössä keski keskiössä. Meidän pitää puolustaa myös kuluttajia, pitää olla avoimia kilpailulle, mutta pitää suojautua epäreilulta äh, kilpailulta. Se on hyvää tässä mietinnössä. Sitten toiseksi ilmaisen myös ajatuksen siitä, että markkinoiden pitää sopeutua olosuhteisiin ja myös suojella ympäristöä niin, että kestävyysaspekti markkina voimien toiminnassa on pitkällä aikavälillä varmistettu me, se, me emme halua, että meidän jälkeemme tapahtuisi vedenpaisumus. Kiitos. Eilisen ja tämän päivän pöytäkirja annetaan seuraavassa istunnossa parlamentin hyväksyttäväksi ja jos vastustusta ei ole, niin ne hyväksytään. Ja myös päätöslauselmat toimitaan eteenpäin. Tämä istunto keskeytyy, istunto päättyy.